Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Hyvää huomenta. Näin aloitan tämän aamun istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistallamme tänä aamuna on, liittyy keskusteluihin ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista työjärjestyksen artiklan 144 mukaisesti. Ensimmäinen keskustelu liittyy Turkin tilanteeseen, erityisesti valittujen pormestareiden erottamiseen. Ennen kuin aloitamme keskustelun aiheesta, haluaisin sanoa, että tämän viikon aikana täällä täysistuntosalissa testaamme uutta järjestelmää, jonka avulla edustajat voivat rekisteröityä sähköisesti Catch the Eye-menettelyyn ja myös sinisen kortin menettelyyn. Olette saaneet sähköpostin tämän järjestelmän käytöstä ja sitten teillä on vielä kirjalliset ohjeet edessänne paikoillanne. Voitte pyytää puheenvuoroa käyttämällä näitä erityisiä nappuloita tuossa äänestyslaitteessa. Ja huomatkaa myös, että te voitte samanaikaisesti pyytää puheenvuoroa myös nostamalla paperin ylös tai ilmoittautumalla henkilökohtaisesti sihteeristölle osallistuaksenne catch-menettelyyn tai esittääksenne sinisen kortin kysymyksen. Tämä Järjestelmä on nyt testausvaiheessa. Sitä testataan koko ajan ja muistakaapa näin ollen pitää äänestyskortit koko ajan mukananne. Järjestelmää testataan siis myös tämän keskustelun aikana, joka juuri nyt alkaa. Ja tämä tosiaan liittyy Turkin tilanteeseen, erityisesti valittujen pormestareiden erottamiseen. Aluksi antaisin puheenvuoron herra Lakutsenskille. Hän on tässä esittelijä. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kollegen, liebe Kollegen, wenn ich... Hyvät kollegat, jos voin antaa teille yhden neuvon, niin menkää kortteli eteenpäin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja kuunnelkaa siellä, mitä siellä tapahtuu. Kyse ei ole päätösasemasta, vaan ihmisistä ja heidän vapaudestaan. Eilen katsoin Rova silmiin. Hän on se joka taisteli miehensä vapauden puolesta. No nyt ei ole kyse Demetashista, vaan neljästä pormestarista Turkissa, jotka on syrjäytetty, vaikka heidät oli valittu demokraattisesti. Adnan Selçak Mirçasi, Ahmed Türk, Umceli Umceke. Mutta kyse on 400 muustakin, joilla ei ole mitään virkaa ja jotka on myöskin pidätetty. Kyse on Canan Kaftanciokusta, CHPn johtaja Istanbulista, ja hän oli viitannut vuonna 2012, siis 2012, ja hänet on nyt tuomittu siitä. Ja tänään tässä päätösasemassa kyse on myöskin ihmisoikeusaktivistien vapaudesta, ihmisistä, jotka taistelevat muiden ihmisten vapauden puolesta ja riskeeraavat oman vapautensa. Esimerkiksi Vezel Ok, joka juuri eilen tuomittiin, koska hän oli loukannut oikeuslaitosta asianajajana päätöslausamassa on kyse paljosta muustakin. Kyse on suhteista EUn ja Turkin välillä. Millainen on tulevaisuus näiden maiden välillä? Ja tulevaisuus näyttää hankaralta, mutta ei voi käydä niin, että 20 prosenttia kaikki vankiloista, vangeista Turkissa, heitä on syytetty terrorismista ilman, että mitään kunnollisia perusteita on esitetty. Tulevaisuuden täytyy kuitenkin olla myös eurooppalainen ja myöskin Turkin hallituksen kanssa täytyy riidellä, koska Turkin yhteiskunta on kirjava. He haluavat vapautta ja meidän kannattaa taistella heidän vapautensa puolesta. Ja tiedän, että kaikki nyt eivät tule samalla kannalla kanssani, mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää, että me puolustamme Euroopan näkymiä Turkin osalta. Mutta tämä pohjautuu yhdelle asialle, joka on toisten kunnioittaminen ja myöskin ehdottomasti se, että noudatetaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja tästä on kyse tässä päätöslauselmassa. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron myös esittelijänä tässä olisi herra Madison. En nyt näe häntä salissa, joten annan puheenvuoron Sanchez Amorille puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia. Olen tyytyväinen siitä, että oli helppo saada aikaan sopimus muiden ryhmien kanssa tästä päätöslausamasta. Ja se oli helppoa, koska ihmisoikeustilanne on selvästi heikentynyt Turkissa ja on yhä vaikeampi löytää perusteita sille, mitä Turkissa tapahtuu. Kaikille on nyt selvää, että oikeusjärjestelmä Turkissa on väline, jota käytetään, jotta voitaisiin hiljentää poliittinen kritiikki. Nyt olemme huolissamme siitä, mitä on tapahtunut sille, kun on erotettu monia pormestareita ja hallitus on korvanut heitä edustajilla, joita kansalaiset eivät ole valinneet. Kyse oli siitä, että rajoitettaisiin mitään oikeuksia oikeudellisessa prosessissa, vaan Kyse on siitä, että hiljattain valittu pormestari on erotettu hallituksen toimesta. Eli hänet on erottanut kilpaileva puolue ja he ovat laittaneet hänen tilanneen sitten oman puolueensa edustajan. Eli ei ole mitään demokratian takeita. Ja tällä tavalla myöskin uhkaillaan muita pormestareita, kuten tapahtui Istanbulin pormestarille. Hän joutui kaksi kertaa voittamaan vaalit pystyäkseen hoitamaan tätä tehtävänsä. Mutta näiden pormestarin lisäksi kyse on solidaarisuudesta. Ja meidän täytyy suojella demokratiaa Turkissa, olivat heidän puoluekantansa mitkä hyvänsä. Eli kollega, Turkissa tapahtunut monia asioita. Turvattomuus, joka liittyy yhteiskunnan toimintaan, on yhä selkeämpää. Ja Euroopan täytyy miettiä, miten se toimii Turkin suhteen, koska meidän täytyy luoda uutta toivoa tämän maan suhteen. Kiitos. Edustaja Alsa Laani, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Bästa talman. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Haluan en alkuun kiittää kaikkia puolueryhmiä ja edustajia mm, erittäin hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä neuvotteluista kun olemme työstäneet tätä päätöslausumaa, olemme keskittyneet siihen, mikä on tärkeää ja mikä on käynnissä juuri nyt. Tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että se Open Istanbulin paikallinen edustaja, joka voitti Istanbulin vaalit, sai yhdeksän vuoden, kahdeksan kuukauden vankeustuomion sosiaalisessa mediassa esitetyistä kommenteista, joista muille ei ole tullut minkäänlaisia seurauksia. Ja muut Diyarbakin, Marin ja Vadin pormestarit, jotka on erotettu, kuuluvat myös tähän ryhmään. Tämä selkeästi vahvistaa sitä huolestuneisuutta, joka meillä parlamentissa on, joka kohdistuu demokratian haasteisiin ja sen syvällisempään olemukseen. Siinä, että oppositiopolitiikkoja vainotaan, syytetään vallan väärinkäytöksestä. Turkki on tärkeä maa EUlle, mutta se on myös keskeinen haaste ulkopolitiikassamme. Toivon, että meidän ei tarvitse tuottaa pitkää riviä tällaisia päätöslauselmia, mutta omassa me olemme valmiita ottamaan asian esiin kerta toisensa jälkeen niin kauan kuin ihmisoikeuksia rikotaan tai oikeusvaltioperiaatetta tai demokraattisia periaatteita. Toivon, että me täällä Euroopan parlamentissa voimme äänestää tämän päätöslauselman puolesta ja toivon, että tuemme Turkin demokraattista kehitystä ja sen demokraattisia voimia. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Demirel, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, todellakin Turkissa järjestettiin kunnallisvaalit, kansalaiset äänestivät, ilmaisivat kantansa ja mitä tapahtui? Vaaleilla valitut pormestarit eivät pysyneet viroissaan ja nämä äh, pormestarit pakotettiin irtautumaan viroistaan. Tämä on epädemokraattista, tätä ei voida hyväksyä, tähän pitää ottaa vahvasti kantaa. AKP-hallitus on <clears throat> nyt todella äh, vahvasti tämä JHP, niin se on kaiken, että jostakin kymmenen vuoden takaisista tviiteistä määrätään pitkiä vankeusrangaistuksia. Tämä on aivan älytöntä. Yli 5000 ADPn jäsentä on telkien takana. Ja opposition kriitikoilla ei todellakaan mene hyvin. Ja nämä entäs Zelatin Demertas. Hän on myös hyvin hankalassa tilanteessa. Hänelle osoitan solidaarisuuteni. No mitä Erdogan tässä tekee? Tässä tässä todellakin heikot heikot jylläävät ja tässä Erdoganilla oli kunnallisvaaleissa tappiollinen tulo ja nyt olisi, jota, olisi mahdollisuus muuttaa jotakin Turkissa, mutta se ei, sen ei anneta tapahtua. Kyse ei ole ainoastaan oikeusvaltion peliä periaatteen toteutumisesta, vaan myös lehdistön vapauden kaventamisesta. Tämä on täysin pöyristyttävää. Turkissa myös murhataan naisia jatkuvasti ja, ja, ja raiskataan lapsia uskonnollisissa yhteisöissä. Täällä on todella vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja sitten jatkuvasti painostetaan ammattiliittojen jäseniä ja aktiiveja. Kaikki tämä, hyvät kollegat, on todella pöyristyttävää. Meidän täytyy nyt kääntää katseemme Turkkiin Turkissa on taloudellinen ja poliittinen kriisi ja tämä heijastuu myös meihin. Jos väestöllä menee näin huonosti, niin sillä voi olla vakavat seuraukset ja Erdogan tekee mitä lystää. Meidän täytyy, hyvät kollegat, tulevien kuukausien aikana todella kääntää katseemme Tur- Turkkiin ja tehdä jotakin. Jos ajatellaan myös omaa politiikkaamme, meidänkin täytyisi tehdä jotakin. Ajatelkaamme Turkin kanssa tehtyä pakolaissopimusta, niin, niin jo, tämäkin vaikuttaa meihin hyvin vahvasti. Kiitos edustaja Demirel ja sitten Soidrova. Kolegyne ja kolegové, ja bych chtěla poděkovat všem. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat laatineet tämän raportin. Me tuemme demokraattisia voimia Turkissa ja tuemme ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia. Hallituksen asenne tällä hetkellä ylittää kaikki rajat, kun ajatellaan kurdeja. Kurdien tilanne on ollut jo pitkään hyvin hankala, mutta se mitä nyt on tapahtunut todellakin vaatii toimintaa. Turkin hallitus on sanonut, tai sille on sanottu, että se ei voi toimia näin. PKK on myöskin EU-ssa luokiteltu terroristijärjestöksi, mutta se ei tarkoita, että Turkki voi toimia tällä tavalla kaikkia kurdilaisia poliitikkoja vastaan. Se voi johtaa uuteen kansanmurhaan. Turkin hallitus toimii nyt itseään vastaan itse asiassa ja heidän pitäisi löytää ratkaisu kurditilanteeseen eikä heidän pitäisi rikkoa omaa lainsäädäntöään. Olemme mainitsen nimeltä pormestareita, jotka on erotettu ja korvattu muilla henkilöillä. Tässä ei kyse ole pelkästään turkkilaisista kurdilaisista ja HDPstä. Oppositio, republikaani myöskin on ahdisteltu ja me emme voi tätä hyväksyä. Erdoganin pitää valmistautua siihen, että Oppositio saattaa voittaa demokratiassa. Oppositiolla on oikeuksia, heillä on oikeus harjoittaa mandaattiaan. Ja kyse ei ole pelkästään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, vaan on myöskin uusi Turkin konsulaatti Euroopan neuvostossa, jota he aikovat hyödyntää. Mutta jos ihmisoikeuksia ei noudateta niin, ja sitoumuksiaan, niin silloin kaikki tämä on turhaa ja heidän pitäisi muistaa tämä. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavana puolueiden edustajat Kristo Furu, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä EPP. Kiitoksia. Luulisin, että muutaman viime vuoden ajan väkivalta ja ihmisoikeusongelmat Turkissa ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kuulun niihin, jotka ovat sitä mieltä, että tämä on vain viimeisin episodi sarjassa, joka on tehnyt Turkista ulkoilmavankilan terrorismin ilmapiiri, jota viedään Turkista myös sen naapurimaihin. Hyvä puhemies, minun maani on saanut nähdä Turkin imperialismin kovat kasvot viimeisen 40 vuoden ajan Kyproksella, joten meidän täytyy tehdä jotain muutakin kuin vain pelkkiä päätöslauselmia. Meidän täytyy ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Nollatoleranssi Turkin suhteen on ehdottoman vaadittavaa. Euroopan unioni on ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin jotka koskevat muita maita EU:ssa ja EUn ulkopuolella, joten meidän ei tulisi epäröidä Turkin kohdalla. Ja kaikki me, ja luulisin, että ei kukaan teistä hyväksy sitä, mitä minun maassani tapahtuu. Kaikki tällaiset ihmisoikeusrikkomukset, joita siellä on. Meidän tulisi ehdottomasti jäädyttää Turkin ö, liittymistä edellyttävät varat, ei euron euroa Turkille, ei minkäännäköistä tukea. Meidän ei tulisi auttaa ihmisiä, jotka luovat tällaisen tilanteen Turkin sisällä ja sen ulkopuolella. Päätöslauselma ei tee Erdoganille yhtään mitään, mutta sen sijaan Erdogan on, Erdogan on hyvinkin riippuvainen EU-sta. Ja se, mitä hän tekee Kyproksella ja Famagustassa, niin teidän tulisi tietää, että Turkki on paljon riippuvaisempi EUsta ja mahdollisesti näiden varojen jäädyttämisestä. Se on asia, jota Turkki kuuntelee. Kiitos. Ja sitten acd ryhmän puolesta puhuu edustaja Santos. Yksi minuutti. President, escalada de attack. Kiitos puhemies. Nämä jatkuvat hyökkäykset Turkissa, jotka kohdistuvat poliittisen oppositioon, ihmisoikeuksiin ja lehdistön vapauteen, ovat pöyristyttäviä ja nämä ovat herättäneet suurta ja kasvavaa huolta vuosien ajan. Ja nyt vainotaan laillisesti valittuja edustajia, vaaleilla valittuja pormestareita ja tämä on murentanut maaliskuisten vaalien tuloksen. Ja nyt todellakin pormestarit on pantu viroilta ja heidät on korvattu ei-valituilla hallinnollisilla pormestareilla. Ja ja on selvää, että me emme voi hyväksyä näitä tämän jälkeen nimettyjä uusia pormestareita. Me emme voi tällaista suvaita. Tämä on meille ehdoton punainen viiva, sitä ei saa ylittää. Ja ja sitten CHPn voitto Istanbulissa äh, johti, johti sitten myös vainoihin. Tämä pitää tuomita. Terrorismin vastaista lakia tai rikoslainsäädäntöä ei pidä käyttää siten, että poistetaan vallasta ne, jotka kritisoivat nykyhallintoa. EU ei voi hyväksyä sitä, että murennetaan tällä tavoin ihmisten tahto ja koko ajan rikotaan oikeusvaltion periaatteita. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti Renewn puolesta Stura Giu. Kiitoksia, puhemies. Yli kymmenen vuotta oltu vallassa Erdoganin hallinto alkaa olla romahduspisteessä. Kesäkuussa hän menetti vallan 70 suurimmasta kunnasta. Ja sitten opposition jäseniä on tuomittu kymmenen vuoden vankeuteen siksi, että he ovat loukanneet presidenttiä. Se on pelkkä kosto. Ja samoin niiden ihmisten ahdistelu, jotka ilmaisevat kantojaan internetissä tai toimittajien ahdistelu. Erdogan halveksuu ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kansalaisten poliittisia valintoja. Viimeisin todiste on se, että valitut pormestarit on erotettu. Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja keskusteluissa Turkin kanssa ja meidän ei pidä olla tekopyhyjä. Meidän pitää yhdistää rahoituksen ja talouskumppanuuden ja ihmisoikeuksien välille yhteys. Tämä ei koske vain Erdogania, vaan kaikkia epädemokraattisia hallintoja. Kiitos. Ja sitten herra Kuunke. Den eh, europeiska unionen som Kiitoksia. Euroopan unionin instituutiona ja me parlamentaarikkoina, kansan edustajina, meidän täytyy puhua asiat niin kuin ne ovat. Se, mikä nyt on käynnissä, on ollut käynnissä vuositolkulla vaikka kuinka pitkään Turkissa. Ja se on rikos ihmisoikeuksia vastaan ja kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Sadat poliitikot ja pormestarit, opiskelijat, akateemikot, poliittiset aktivistit, jotka ovat demokraattisesti valittuja ja jotka käyttävät demokraattista oikeuttaan puheeseen, on vangittu ja heitä syytetään terrorismista ja siitä, että ovat vihollisia Turkille. Me vihreät kehotamme Turkin viranomaisia välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan nämä pidätetyt ja luopumaan syytteistä heitä vastaan. Ja muistutamme Erdogania siitä, että me näemme hänet, me näemme sen, mitä hän tekee ja me aiomme vastustaa sitä myös tulevaisuudesta, sillä historia on meille opettanut, ettei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana I- ja D-ryhmän puolesta puhuu edustaja Zimniok. Yksi minuutti. Hyvät naiset ja herrat, Turkissa tilanne jälleen kärjistyy. Erdogan käyttäytyy itsevaltiaan tavoin ja uhkaa EUta uusilla maahanmuuttovyöryillä. Ja tässä on Erdogan hyökännyt oppositiota kohtaan, lietsoo sotaa omassa maassaan ja on nyt sitten kaiken huippuna erottanut kolme demokraattisesti valittua pormestaria ja on väitetty, että nämä pormestarit olivat olleet PKKn tukijoita ja entinen pääministeri Dabuduklu ja entinen ähm, presidentti Gul ovat selkeästi osoittaneet, miten, miten häilyvät nämä perusteet ovat. Niitä ei kerta kaikkiaan ole. Euroopan pitää pitää huolta, että demokraattisten vaalien tulos pätee ja ei voida antaa tällaista tapahtua, tästä pitää ryhtyä toimenpiteisiin ja seurauksia pitää koitua. Ja tärkeää on, että tässä komission vihdoin ja viimein lopettaisi täysin liittymisneuvottelut Turkin kanssa. Turkki ei kuulu Eurooppaan. Kiitos. Ja sitten ECR-ryhmän puolesta edustaja Zahradil. Kiitoksia. Vuodesta 2004 olin 15 vuotta jäsenenä laajentumisvaliokunnassa. Ja nyt oli ensimmäinen kerta, kun en ole tässä Turkki-valtuuskunnassa, koska mielestäni olemme nyt umpikujassa. Ja itse perinteisesti olen tukenut Turkkia. Olen joutunut nyt muuttamaan kantaani ja yksi syystä tähän on se, että sen jälkeen kun oli vallankaappausyritys ja sitten tehtiin puhdistuksia armeijassa ja hallinnossa ja akateemikkojen ja median tasolla ja sorto yltyi ennennäkemättömälle tasolle. Ja tällaista nyt nähdään uudelleen, kun hallinto hyökkää demokraattisesti valittuja paikallispoliitikkoja vastaan, ja sitä ei tietenkään voida hyväksyä. Meidän pitää toimia Turkin suhteen oikeudenmukaisesti. Meidän täytyy lopettaa tämä poliittinen piiloleikki ja sanoa, että näissä olosuhteissa Turkista ei koskaan voi tulla EUn jäsenvaltiota, ja se pitäisi todeta ihan ääneen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vilumsen yksi minuutti. Tusind tak, formand. Kære kollegaer, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Turkin tilanne on tilanne, jota me emme voi hyväksyä. Demokraattisesti valitut kurdipormestarit on erotettu. Vasemmistolainen kurdimielinen entinen presidentti Erkas Mirtas on vangittuna ja hänen ainoa rikoksensa on se, että hän on hyödyntänyt ilmaisuvapauttaan tuhannet muut pormestarit ja äh, muut äh, COP-puolueen jäsenet ovat vankilassa. Hyvä puhemies, tällä kaikella täytyy olla seurauksensa. Erdoganin toimia ei voi hyväksyä. Meidän täytyy toimia, hyvät kollegat. Ne miljardit, joita EU syytää Turkkiin, niiden maksaminen täytyy pysäyttää ennen kuin olemme varmistaneet demokraattiset oikeudet. Turkin kansa ansaitsee sen. Turkin demokratian oppositio ansaitsee sen, samoin myös Euroopan veronmaksajat. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Rees-Mogg, yksi minuutti. Kiitos puhemies ja kiitos 452 000 äh, East Midlandsin äh, äänestäjille, jotka uskovat edelleen Brexit-puolueeseen. Nyt tässä puhutaan niin sanotusta demokratiasta äh, Kaakkois-Turkissa ja on selvää, että tällainen tilanne on huolestuttava meille kaikille, kun demokratia on kyseenalaistettu naapurustossamme. On täysin ihmeellistä, ettei EU ole vieläkään todennut, että Turkista ei voi tulla EU-jäsenmaa, koska EU tähän väitetään demokraattiseksi unioniksi. Todellinen tekopyhyys on sitä, että väitetään, että ei EU-maat, kuten Turkki, olisivat demokraattisia, vaikka täällä sitten täytyy muistaa, että EU-sakin tällaista tapahtuu. EU-sakaan ei huomioida demokraattisten vaalien tuloksia, kuten olemme huomanneet. Ja täällä nyt on vaadittu lisäviivästystä Brexitille ja tämä tässä nyt sitten halveksutaan kansan vapaata tahtoa Britanniassa. On väärin, että tällainen hieno federaatio muka osoittaa sormella Turkkia, mutta samanaikaisesti sitten halveksii omien jäsenmaidensa demokraattista mandaattia. Tämä on pöyristyttävää. Kiitos. Ja sitten kaksi minuuttia. Edustaja Sokol, olkaa hyvä. gospodine predsjedniče svi znamo da je turska. kiitoksia puhemies me kaikki tiedämme että turkki on tärkeä naapurimaa eulle talouskysymyksissä ja maahanmuuttokysymyksissä. Turkilla on myöskin vaikutusta Kaakkois-Asiaan, esimerkiksi Bosnia-Herzegovinaan. Turkilla on vaikutusvaltaa Bosnia-Herzegovinassa – tiettyjen puolueiden kautta ja tämä asia täytyy pitää mielessä. Ikävä kyllä Bosnia-Herzegovinan reitti Eurooppaan on nyt vaarassa tiettyjen puolueiden takia niiden, jotka eivät välitä perustuslaillisen tuomioistuimen päätöksistä ja jotkut torjuvat oikeusvaltioperiaatteen eivätkä noudata perustuslain osia, jotka liittyvät etnisiin vähemmistöihin. Viime vuosina Turkissa on nähty tilanteita, joissa demokratiaa heikennetään, kuten ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta ja perustuslakia. Tilanne paheni vuoden 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Oikeuslaitoksessa ja akateemian tasolla monia ihmisiä ahdisteltiin ja nyt useita pormestareita on erotettu. Ikävä kyllä tilanteen paheneminen on nyt todellisuutta ja periaatteet, joille Turkki perustettiin, eli demokratia ja maallinen valtio, oikeusvaltioperiaate, Atatürk, hän pohjasi Turkin näille ja niitä ei enää noudateta. Jotta Turkilla olisi edelleen hyvät suhteet EUn kanssa –

parlamentin vahvan kannanoton annamme selvän viestin niin turkin hallinnolle kuin turkin kansalaisille me olemme demokratian tukena myös turkissa. Kiitos. Seuraavaksi yksi minuutti. Kaksi kysymystä, herra puhemies, hyvät kollegat. Minkä takia tässä äh, tämä äh, tämä ei koskaan lopu tällainen käytös Turkissa. Minkä takia tässä vain syytetään kurdeja koko ajan? On täysin käsittämätöntä, että tällaisen toiminnan annetaan jatkua. Ja meidän tässä kaksi muis kollegaa tässä totesivat, että Istanbulkin on sitten on valinnut uuden pormestarin ja sitten ja tässä on, on, on herra Erdogan on todella huolissaan, hänellä on syytä tähän ja sen takia hän sitten täysin sokeasti tekee tällaisia tehtäviä toimia ja meidän tulisi tässä parlamentissa koko ajan antaa tukemme Turkin demokratialle ja vahvistaa sitä kaikin voimin. Kiitos arvoisa edustaja. Sitten annan puheenvuoron herra Alfonsille yksi minuutti. Oui, monsieur le président. Kiitos puhemies. Päätösasema Turkin tilanteesta, josta nyt keskustelemme, johtuu siitä, että Turkissa on jälleen loukattu demokratiaa. Se, että kolmesta suuresta Kurdistanin kaupungista on erotettu pormestareita vain siksi, että he kuuluivat tiettyyn poliittiseen puolueeseen, ja se on hyvin järkyttävää. Meidän täytyy reagoida tähän painokkaasti. Meidän täytyy lohduttaa Turkissa niitä, jotka taistelevat Turkin demokratian puolesta, mutta parlamentti täytyy muistaa, että tämä liittyy tiettyyn poliittiseen tilanteeseen, eli kurdit taistelevat historiallisten oikeuksensa puolesta. Se, että Turkissa toimitaan nyt demokratian vastaisesti yhä enemmän, siellä ei haluta nyt puhua Turkin tilanteesta, joka pyrkii poliittiseen autonomiaan. Vuoropuhelu on tärkeää, jos halutaan luoda kestävä demokratia Turkkiin, ja Euroopan pitää olla mukana tässä toiminnassa. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Lantsiin yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Me emme voi olla puhumatta Erdoganin viimeisimmistä toimista. Hän on nyt erottanut kolmesta tärkeästä kotikaupungista pormestarit, jotka valittiin demokraattisesti selvällä enemmistöllä. Heitä syytetään mielivaltaisesti siitä, että heillä on yhteyksiä PKK-puolueisiin. Heidät on erotettu ja korvattu keskushallinnon edustajilla. Minäkin olen ollut pormestarina ja tiedän, millaiset luottamusyhteydet pitää olla kansalaisiin, ja siksi olen suuttunut, koska jälleen kerran Erdogan kuvittelee, että hän pystyy toimimaan kansan tahtoa vastaan rankaisematta. Komission puheenjohtajan ja korkean edustajan pitää toimia konkreettisesti johtajaa vastaan, joka aina uhkailee länsimaita, kiistää kansalaistensa oikeudet ja on johtanut islamisti radikalisoitumiseen kun ajatellaan nyt sitä, että Turkis, Turkin neuvottelussa ei tapahtunut mitään edistystä ja Kyproksen tilanne ei ole ratkaistu, niin minun mielestäni, ja jos nyt haluamme olla johdonmukaisia demokratian periaatteiden mukaisesti, jolle Eurooppa pohjautuu, meidän pitäisi nyt todeta, että neuvottelut Turkin kanssa päättyvät. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Georgiou, yksi minuutti. Hyvät kollegat, joka kerta kun puhumme Turkista, minulle tulee mielikuva siitä, että yhtäältä meillä on Erdogan, joka pitelee käsissään neljä miljoonaa pakolaista, ja toisaalta sitten taas hänen maansa kauppasuhteet EUn kanssa. Samalla hän uhkaa Euroopan kansalaisia. Euroopan kansalaiset, jotka ovat polvillaan. Anteeksi. Georgiou, nyt emme kuulleet Italian käännöstä, joten olkaa hyvä ja aloittakaa alusta. Chrono εξ αρχής. Ευχαριστώ. Είμαστε εντάξει από ό,τι με ενημερώνουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε παρακαλώ να μηδενιστεί ο χρόνος για τον κύριο Γεωργίου. No niin, kaikki kunnossa. Herra Georgiou, aloittakaa uudelleen. Κάθε φορά που... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, joka kerta kun puhutaan Turkista, tota, minulla on mielikuva Erdoganista, joka yhdellä kädellä pitää neljää miljoonaa pakolaista ja toisella kädellä taas kauppasuhteitaan EUn kanssa. Ja heiluttelee niitä edessämme eurooppalaisia johtajia vastaan, Euroopan johtajat, jotka ovat polvillaan hänen edessään. Niin kauan kuin tämä kuva ei muutu mihinkään, Turkista tulee yhä auktoritaarinen parlamentaarisempi. Se pitää Kyproksen panttivaikinaa, se polkee demokratiaa, se erottaa pormestareita ja jopa pääministereitä. Ja se jatkaa turkkilaisten ja kurdilaisten ahdistelua. Von der Leyen ja muu Euroopan johtajat, muuttakaa tätä mielikuvaa niin, että voimme lopettaa tämän häpeällisen tilanteen. Kiitos sitten edustaja Lagos, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Olen paljonkin kuullut demokraattisista herkkyyksistä tässä salissa ja on tietysti totta, että Turkissa – on tapahtunut mitä on tapahtunut ja sitä ei voida hyväksyä, mutta haluaisin kertoa omista kokemuksistani. Minut on hyväksytty tai äänestetty kreikkalaiseksi kansanedustajaksi monta kertaa, mutta kuitenkin pari vuotta sitten alkoi juridinen prosessi minua ja muutamaa kollegaa kohtaan ja meidät sitten erotettiin puoleksitoista kuukaudeksi Antoni Samaran tuolloinen pääministeri erotti meidän ja tämän, tämähän voidaan todentaa pöytäkirjoista. Ja hän oli lahjonnut kyseiset tuomarit, joten kyllä EU-sakin tapahtuu tällaista, että kansanedustajien oikeuksia poljetaan. Turkkia täytyy rangaista Turkista ei koskaan tule EUn jäsenmaa. Kyse ei ole ainoastaan Erdoganista, vaan kyse on koko Turkista. Turkki ei välitä pätkääkään laista ja sopimuksista. Kiitos sitten kaksi minuuttia edustaja Kefalogiannis. Se, että kolme pormestaria on erotettu, ei liity ainoastaan näihin kolmeen kaupunkiin Turkissa. Tässä on rikottu demokraattisia periaatteita. Turkki erityisesti vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen on liukunut kohti autoritarismia. Sillä ei ole mitään tekemistä EUn arvojen kanssa. Turkki ei noudata oikeusvaltioperiaatetta, eikä demokratiaa, eikä hyviä naapurussuhteita tai edes naapurimaiden alueoikeuksia, <coughs> kuten Kreikkaa. ja myöskin taloussopimuksia on rikottu. Me haluamme demokratiaa Turkkiin, mutta emme halua Turkkia, joka uhkailee EUta eikä kunnioita EUta. Eli tänäisessä päätösasemassa me tuomitsemme jälleen Erdoganin epädemokraattiset toimet. Kiitos. Seuraavana edustaja Insir, yksi minuutti. Herr talman, igår var jag åhörare på rättegången mot... Hyvä. Arvoisa puhemies, Temitashin vastainen oikeudenkäynti, entinen kurden, kurdipuolueen puheenjohtaja. Tämä oikeudenkäynti alkoi eilen. Tästä prosessista on selkeästi käynyt myöskin esille se, että ihan lievästi sanottuna on selkeitä puutteita Turkin oikeusjärjestelmästä. Se, että on pyritty suojelemaan esimerkiksi lehtimiehiä, niin se ei ole pitänyt paikkaansa, vaan päinvastoin se on ahdistellut niitä ja erotetut pormestarit on erotettu viisi kuukautta kunnallisvaalien jälkeen Turkissa. Ja olen myös saanut viestin siitä, että eilen erotettiin vielä lisää pormestareita Jarbakin maakunnassa. Heitä syytetään, kuten edellisiäkin, terrorismista, vaikka he ovat rauhan keinoin pyrkineet edistämään demokratiaa ja koko kansan vapautta maassa. On tärkeää, että Euroopan parlamentissa, jossa viemme eteenpäin tasa-arvoa ja rauhaa, keräämme yhteen kaikki sen taakse, että nämä mielipidevangit vapautetaan. Kiitos. Sitten edustaja Buhait, yksi minuutti. EU antaa koko ajan liittymistä edeltävää tukea Turkille miljardikaupalla ja milloin, nä, milloin nämä keskeytetään. Tämä niin sanottu pakolaissopimus Erdoganin kanssa, niin se on osoittautunut täysin huonoksi EUlle ja nämä äh, voiko tämä todella Turkin kanssa tehty sopimus vähentää maahanmuuttajavirtoja, se on kyseenalaista. Kuusi miljardia euroa sinne on kuitenkin rahaa mennyt ja Turkki nyt uhkaa äh, päättävänsä sopimuksen soveltamisen. Ja nyt on vielä erotettu pormestareita, koko ajan näitä uutisia tulee. Ja EU antaa viedä Turkin meitä kuin pässiä narusta ja tämä ei kerta kaikkiaan käy. EU ei voi koskaan ottaa Turkkia EUn jäseneksi. Ja vetoa nyt siihen, että lopetetaan liittymisneuvottelut, lopetetaan tämä apu Turkille ja annet, pistetään tämä tilanne selväksi vihdoin ja viimein. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Wells, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Keskustelemme huolestuttavasta tilanteesta ja haluaisin korostaa EUn tekopyhyyttä demokratiakysymyksissä. Kunnallisvaaleja järjestettiin aikaisemmin tänä vuonna Turkissa ja se johti siihen, että oppositio voitti Istanbulissa – mutta AKP-puolekokouksessa Erdogan totesi, että uusi äänestys olisi paras tapa ratkaista Turkin ongelmat demokraattisissa puitteissa. Valtaosa meistä oli raivostuneita tästä ja ihan syystäkin. Guy Verhofstadt totesi, että tämä on järkyttävä päätös, joka korostaa, että Turkista on tulossa diktatuuri. Ja tällaisissa olosuhteissa liittymisneuvottelut ovat mahdollisia. Eli yhtäältä Brexit-koordinaattori sanoi, että maa ei voi liittyä EU-hun, koska siellä järjestetään uudet vaalit, mutta toisaalta hän tukee sitten liberaalidemokraatteja käymässä heidän puoluekokouksessaan, jossa tarkoituksena on kumota Britannian kansanäänestyksen tulos. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Schüttetal, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Meillä on ollut tietysti syytä olla kärsivällisiä Turkkia kohtaan. Se on ehdokas maa ja se on auttanut meitä maahanmuuttokriisin ratkaisemisessa. Mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkin päädytään tilanteeseen, jossa kärsivällisyys kerta kaikkiaan loppuu. Monet meistä ovat toivoneet myönteistä kehitystä ja sitä, että demokraattiset elimet vakiintuisivat. Kuitenkin tilanteesta on tullut yhä sietämättömämpi. Erdogan ja AKP eivät osoita merkkiäkään siitä, että muutosta olisi tulossa. Tämä tapahtuu aikana, jolloin meillä on olemassa vaara siitä, että emme ole kiinnittäneet mitään huomiota siihen, että millä tavalla tämän maan kohdalla toimittaisiin. Olemme kuulleet jatkuvasti siitä, miten oikeusvaltioperiaatetta rikotaan, demokraattisia toimielimiä sorretaan, eikä mielipiteen vapautta ole aikana, jolloin jatkuvasti sorretaan vastakkaisia mielipiteitä. Erotetut pormestarit 31.3 ovat vain viimeisimmät esimerkit siitä, millä tavalla Erdogan koettelee kärsivällisyyttä meidän venyttää rajoja. Esimerkki, joka ei todellakaan jää huomaamatta. Turkkihan ei ole mikä maa hyvänsä, vaan Turkki on ehdokasmaa. Se haluaa Euroopan unionin jäseneksi. Ja kyllähän meillä nyt jotkut rajat täytyy olla sen suhteen, miten pitkälle voi poiketa demokraattista periaatteista ja edelleen pitää maana, joka pyrkii EU-jäseneksi. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Beni Fei, kaksi, äh, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Erdogan ikävä kyllä on totuttanut meidän hyvin vakaviin toimiin, kuten se, että hiljattain demokraattisesti valitut pormestarit on erotettu. Ja tämä tapahtunut kurdialueella, Koillis, Turkissa, ja tämä osoittaa jälleen kerran, että hän ei välitä kansalaisten tahdosta, joka tulee esiin vaaleissa. Millainen demokratia on se, jossa oppositiojohtaja Selatin Demirtas, joka on ollut jo kolme vuotta vankilassa poliittisista syistä, ja minä ja monet emme ole päässeet katsomaan häntä niin kuin pyrimme tekemään vuonna 2016. Tästä ja monista muista sy- syistä EUn rahoitustoimeissa Turkin suuntaan olemme antaneet Ankaraan selkeitä merkkejä. Eli olemme vähentäneet Euroopan varoja alueilla, joilla on erotettu pormestareita. Kyseessä on maa, joka neuvottelee jäsenyydestä. Ja siellä kuitenkin taistellaan kansalaisyhteiskuntaa vastaan, joka taistelee vapauksien puolessa. Meidän täytyy jatkuvasti toimia Erdoganin autoritarismia vastaan ja meidän täytyy tukea Turkin yhteiskuntaa. Meidän ei pidä kääntää Turkin kansalaisyhteiskunnalle selkäämme. Kirja Bisotto, Jana Lepto. Grazie, Presidente. Edustaja Bisotto. Storia, la Turchia. Kiitoksia. Turkki ei koskaan ole ollut, ei ole eikä tule koskaan olemaan osa Eurooppaan. Euroopassa on 80 miljoonaa muslimia. Missä on demokratia tai vapaudet tai ihmisoikeudet? Niitä rikotaan päivittäin Erdoganin diktatuurissa. Näinä vuosina Eurooppa on antanut Turkille miljardeja, ja tämä maa, joka on eurooppalaista demokratiaa vastaan, meidän arvojamme vastaan, meidän vapauksiamme vastaan. Muistuttaisin, että monta kertaa diktaattori Erdogan on uhannut käydä uskonnollista sotaa jäsenmaita ja kaupunkeamme vastaan. Hyvät kollegat, nyt meidän täytyy lopettaa tämä toiminta. Meillä pitää olla rohkeutta sanoa selkeästi, että Euroopan unionin pitää välittömästi, siis välittömästi ja lopullisesti keskeyttää Turkin jäsenyysneuvottelut. Kiitos. Sitten edustaja Fulas, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Minulla oli paljonkin muistiinpanoja äh, pitää puheenvuoro, mutta nyt on syytä siirtyä sanoista tekoihin. On ryhdyttävä tekoihin, koska se taitaa olla ainoa keino, jota Turkki ymmärtää. Minä synnyin suurin piirtein samana vuonna, kun Turkki hyökkäsi maahani. Minä olen Kyprokselta ja minä olen täysin väsähtänyt siihen, että Turkista puhutaan myönteiseen sävyyn. Meidän täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin. Se on ainoa tapa, jota Erdogan ymmärtää. Minun maani on Turkin politiikan uhri. Tälläkin hetkellä, kun me puhumme, niin turkkilaiset porauslaitteet ovat maani ympärillä ja samanaikaisesti tässä ajetaan ihmisiä famagustaan. Tällaista käytöstä ei voida sallia. Ja minusta tässä pitää nyt todellakin ryhtyä kansainvälisen yhteisön toimiin, jotta Erdogan joutuu vastuuseen teoistaan. Meidän täytyy antaa Ankaralle selkeä viesti, että laivastaiset toimet johtavat seurauksiin. Meidän täytyy taata, että Turkissa vallitsee rauha eikä väkivaltaa ja on tärkeää, että ryhdymme nyt todella selkeisiin toimiin Turkkia kohtaan. Tämä ei saa jatkua. Kiitos sitten edustaja Mavridas, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. kolmen kurditaustaisen pormestarin erottaminen herättää kysymyksiä, johon meidän kaikkien tulee vastata. Onko tämän päivän Turkki demokraattinen maa? Riippumatta omista näkemyksistämme vastaus annettiin eilen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Se sen antoi Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomari. Kun otetaan huomioon, että oikeuslaitos järjestelmällisesti epäonnistuu, niin kysymys on seuraava. Voidaanko oikeuslaitosta ja sen toimintaa mm, pitää sellaisena, että tätä maata voidaan nimittää demokratiaksi? Erdogan ja hänen hallintonsa hyväksikäyttää oikeusjärjestelmää. Ja Bulgariassa, Bosniassa ja Kyproksen miehitetyssä pohjoisosassa Turkki pyrkii myös toimimaan tällä tavalla. Se pyrkii islamisoimaan näitä alueita. Kysymys onkin siitä, että esitetäänkö jälleen kerran uusi päätöslauselma vai tehdäänkö nyt vihdoin jotain? Kiitos sitten edustaja Olivier, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hiljattain Turkin presidentti Erdogan uhkaili sitä, että hän päästää Eurooppaan mutta jos hän ei saa lisärahoitusta. Tässä me olemme nyt syyllisiä, koska olemme delegoineet muille oman suojelumme. Erdogan pitää itseään sulttaanina uudessa Ottomanin valtakunnassa – ja hän on tottunut käyttäytymään tällaisella tavalla. Jos ajatellaan vaikka Kyprosta tai Kreikkaa, ja kollegamme ovat tästä muistuttaneet, eli me emme voi tätä ymmärtää. Hän on laajentanut Turkin diasporaa ja Euroopan unioni kääntää katsensa muualle. Tilanne Turkissa on nyt hälyttävä. Hän on tehnyt Euroopasta heikkouden imperiumin. Hän on murtanut rajavalvontamme ja hän on uhkaillut Eurooppaa maahanmuuttaja-aallolla, jota hän nyt käyttää joukkotuheaseena. Kyse ei ole pelkästään virheestä, vaan erittäin vakavasta virheestä. Kiitos sitten edustaja Papadakis. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. samaa vanhaa tarinaa tässä kuulemme. Taas jälleen kerran Turkki polkee ihmisoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja. Ja mitä me teemme Euroopassa? Me Euroopassa puhumme päätöslauselmista, teoreettisista papereista, jotka eivät välttämättä johda mihinkään. Mikä on tällaisen politiikan tulos? Tässä Erdogan on korvannut demokraattisesti valitut pormestarit omilla viranomaisillaan syyttäen näitä erotettuja pormestareja terrorismikytköksistä. Erdogan on kolme vuotta pitänyt telkien takana herra Demirtasia, joka on, on ollut tällainen vapaustaistelija. Hän on pistänyt myös toimittajia telkien taakse. Ja Erdogan valloittaa myös myös eurooppalaista aluetta Famagustassa aikoo sitä kolonialisoida. Kiitos ja sitten edustaja Majorino yksi minuutti. Grazie presidente, assolutamente. Kiitoksia. Kaikille nyt on käynyt selväksi tässä keskustelussa, että Turkista on tullut yhä autoritaarisempi valtio. Pormestarien erottaminen on vain pieni osa tästä taistelusta, jota Turkin valtio käy kaikkia toisinajattelijoita vastaan, ihmisoikeusaktivisteja, tuomareita, opposition jäseniä, parlamentin jäseniä, paikallispoliitikkoja ja monia kansalaisia vastaan. Eli tässä suuressa maassa tällä hetkellä on demokraattinen ja kriisi, joka on äärimmäisen huolestuttava varsinkin kun ajatellaan Turkin geopoliittista roolia kansainvälisellä tasolla. Euroopan diplomatiassa ei voida jättää tätä huomiota. Ja näissä puitteissa täytyy miettiä, olisiko mahdollista edelleen ulkoistaa omaa rajavalvontaamme Turkille. Kysehän on asia, joka liittyy pakolaisiin, mutta ei ole mitään takeita siitä, että Turkissa heidän ihmisoikeuksiaan tai ihmisarvoaan noudatettaisiin. Kiitos. Sitten Samsamski, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ihmisoikeusloikkeuksen jälkeen, jota on jatkanut vuosikymmeniä, lehtimiehen laitettu vankilaan, pormestareita erotettu. Tämä on vaikuttanut koko Turkin tilanteeseen ja Erdogan pyrkii vaikuttamaan myös Bulgarian Kyseessä on aivan poikkeuksellinen poliittinen tilanne. On parempi nyt toimia kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan. Erdogan on selkeä diktaattori. Hän heittää lehtimiehet vankilaan ja hän tulisi kyötä. Hän haluaa jatkaa samankaltaista toimintaa. Meidän ei tule kuitenkaan sallia sitä. Esitän toisen esimerkin kun tarkastelemme niitä neuvotteluita, joita olemme Turkin kanssa käyneet, niin meidän tulisi ottaa huomioon myös se, että Turkki saastuttaa ilmaa, se ei noudata ekologisia määräyksiä. Kaikki tämä on sellaista, jota me emme voi hyväksyä ja tekopyhä toiminta. Kiitos ja sitten edetään kohti catch the eye-menettelyä. Kaikki puheenvuoroa pyytäneet saavat puheenvuoron. Ensiksi edustaja Poltsak, yksi minuutti. Pitäytykää puheajassa, kiitos. Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron. Minäkin haluan tuomita nämä Turkin toimet. On täysin mahdotonta hyväksyä, että valitu, vaaleilla valitut pormestarit pidätetään virastaan. Tässähän kyse on ihan perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista ja vapauksista ja Turkki on kuitenkin Euroopan neuvoston jäsenenä allekirjoittanut vastaavat ihmisoikeussopimukset. Ja sen sijaan, että Turkki kunnioittaisi ihmisoikeuksia, me olemme nähneet, että siellä tapahtuu kaikkea muuta. Esitetään vääriä syytöksiä, ihmisiä vainotaan, ei saa käyttää mielipiteen vapautta, ei ole oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja jopa keskushallinto tekee aivan mitä sattuu eikä todellakaan täytä Euroopan neuvoston vaatimuksia. Euroopan neuvostolla on kuitenkin vain rajallinen määrä välineitä käytössään, mutta joitakin välineitä mitä on, niin niitä pitäisi nyt käyttää. Kiitos ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Se, että äskettäin Turkin hallitus erotti kolme pormestaria, niin se on jatkoa hallituksen toiminnalle Kurdistanin alueella. Tässä on kierretty paikallista demokratiaa ja myöskin heikennetty kantojen infrastruktuureita lahjonnalla ja korruptiolla. Toukokuun jälkeen pormestarit ovat pyrkineet saamaan kuntansa jälleen hyvään kuntoon maksamalla velkoja pois ja palauttamalla tärkeitä palveluita ja esimerkiksi se, että palkat maksetaan työntekijöille. Itse olen HDPn ystävä, kävin Dielbakissa monta kertaa ja olin järkyttynyt, kun näin militarisoinnin, jota on tapahtunut AKPn hallinnoimissa kaupungeissa. Kaupungin talon ympärillä oli barrikaadeja ja sotilaita, sotilasajoneuvoja kaikkialla. Ja mietin, että jos tämä olisi minun kaupunkini ja yrittäisin vain maksaa kunnallisveroni, niin me olisimme kyllä raivoissamme. Nämä yhteisöt tarvitsevat meiltä solidaarisuutta ja siksi kannustaisin työväen puolueen kumppaneita lähtemään ystävyyskumppani ystävyyskaupunkitoimintaan. Ja he ovat sanoneet, että he tuntevat tilanteensa vahvemmaksi, kun heitä tuetaan rajojen ulkopuolelta. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Gracias, presidente. La alcaldía de Diyarbakir, Van y Mardin han sido intervenidas por el gobierno. Kiitoksia. Erdoganin hallitus on vanginnut feministejä hallituksen kritisoijia ja kaikkia toisin ajattelijoita. Ja tässä EU pysyy vaiti. Kun ajatellaan rajavalvontaa, me olemme antaneet yli 2 miljardia eurolle. Ja se on vielä korkeampi summa, jos otetaan mukaan naapuruusrahastosta annetut tuet. Ja tähän liittyy yksi tärkeä seikka. Eli Eurooppa kääntää kansansa muualle, kun hallitus hyökkää ihmisoikeuksia vastaan. On nyt tärkeää, että kaikki yhteistyö EUn ja Turkin välillä mukaan lukien liittymysneuvottelut jäädytetään, kunnes Turkki noudattaa ihmisoikeuksia ja ensinnäkin vapauttaa kaikki poliittiset vangit. Jos Euroopan unioni pitää talouspolitiikkaa tärkeämpänä kuin turkilaisten ja kurdien oikeudet, niin tämä parlamentti tai mukaan EU-toimielin ei voi sitten läksyttää Erdogania ihmisoikeuksista. Kiitos. Tämä päätti Catch the keskustelun ja nyt huomaan, että kaikki ovat saaneet puheenvuoron ja nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Rova Tissen. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat jäsenet, kiitoksia tästä oikea-aikaisesta keskustelusta, joka valitettavasti osoittaa, että ne huolenaiheet, joista aiemmin tässä täysistunnossa on keskusteltu oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Turkissa, ovat edelleen relevantteja. Turkin vaalit maaliskuussa ja kesäkuussa ovat osoittaneet, että Turkin kansalaiset voivat olla tyytyväisiä äänestystasoon. Mutta demokratian takaaminen menee paljon pidemmälle kuin pelkkä urnilla käyminen vaalipäivänä. Ilmaisunvapaus, monimuotoisuuden kunnioittaminen ovat keskeisessä asemassa ja samoin myös se, että valitut henkilöt voivat hyödyntää poliittista mandaattia vapaasti ilman pelkoa sorrosta tai pidätyksistä. Maaliskuvalien jälkeen näimme päätöksen siitä, että tietyt valitut pormestarit julistettiin pätemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä. Korkeatustaja Mugherini ja komissari Han ovat jo ilmaisetkin, että tämä vesittää vaaliprosessin ja sotii sitä päätavoitetta vastaan, jonka mukaan kansantahto säilyy. Demokraattisen tuloksen kunnioittaminen joutui jälleen uhatuksi Moden Vanin ja Djerbakirin maakuntien tilanteessa, jossa pormestarit erotettiin. Tämä selkeästi paikallistasolla vahingoittaa demokratiaa. Turkin täytyy kumota sellaiset toimenpiteet, jotka haittaavat paikallisdemokratian toteutumista. Tämä on seurausta Venetsian komitean suosituksista ja Turkin velvoitteista Euroopan neuvoston jäsenenä. Kuten olemme niin moneen kertaan todenneet Turkin viranomaiselle, olemme tietoisia Turkin tilanteesta ja sen oikeudesta torjua terrorismia, mutta tällaiset turvallisuushaasteet eivät kuitenkaan niitä ei voida perustella terrorismin vastaisen lainsäädännön soveltamisella. Valitettavasti kielteinen tilanne ja oikeusvaltioperiaatteen polkeminen ei pelkästään rajoitu koskemaan viimeaikaisia paikallisvaaleja. Lehtimiehiä, akateemikkoja, kirjailijoita ja ihmisoikeusaktivisteja on edelleen pidätettynä sankoin joukoin Turkista. Osman Kavala esimerkiksi, joka on ollut vankilassa jo miltei kaksi vuotta. Tai Demirtas, jota kuultiin eilen ihmisoikeustuomioistuimessamme. Selkeästi on saatu nähdä myös, että erittäin paljon on nostettu syytteitä vaikkapa presidentin loukkaamisesta, kuten Kanan Lutsun tapaus osoittaa. Perusoikeuksien kunnioittaminen Turkin velvoitteiden mukaisesti ehdokasmaassa ja Euroopan neuvoston jäsenenä on oleellista. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että Turkki on ehdokasmaana. Kysymys on myös siitä, minkälaisen maan Turkin kansalaiset ansaitsevat. Maa, jossa on vahvat toimielimet, joka on sisältävämpi, jossa kaikki voivat löytää oman paikkansa ja olla edesauttamassa Turkin yhteiskunnan kehittymistä. Euroopan unionissa jatkamme työtämme tukeaksemme vahvaa, vapaata, vaurasta ja demokraattista Turkkia tärkeänä naapurina ja kumppanina alueellamme, ei pelkästään ehdokasmaana. Meidän yhteisten etujemme mukaista on olla mukana tässä työssä. Ja kaikin Turkin kansalaisten pitäisi tietää, että nämä voivat luottaa Euroopan unionin. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitos. Minulla on se, seitsemän päätöslauselman luonnosta tämän keskustelun jälkeen ja näistähän äänestetään sitten myöhemmin. Seuraava keskustelukohta on Myanmarin tilanne, erityisesti Rohingya väestön tilanne. Edustaja Czarneski saa puheenvuoron yksi minuutti. Panie przewodniczący, pani komisarz, zabieram Kiitos arvoisa puhemies. Minä puhun yhtenä esittelijänä tässä tai yhtenä laatijana tästä, tässä päätöslauselmassa. Tämä on erittäin tärkeä. Minä kuukausi sitten tapasin Bangladesin pääministerin sekä Sena Bangadekin ja me keskustelimme tästä tilanteesta. Bangladesh, joka on köyhä maa, tosin varsin suuri, niin se on ottanut vastaan satoja tuhansia rohinga pakolaisia, näitä pakolaisia, jotka pakenevat Myanmarista. Ja tämä ei ole ongelma ainoastaan Burmassa tai siis Myanmarissa, vaan ongelma on levinnyt laajalle myös naapurimaihin. Ja tällä hetkellä meidän täytyy nyt löytyä, löytää joku ratkaisu tähän ongelmaan ja päätöslauselmia on jo laadittukin tästä aiheesta. Tämä on jo toinen päätöslauselma Myanmarin tilanteesta. Ja tilanne ei vaan muutu. Meidän täytyy jatkuvasti pitää esillä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, esimerkiksi oikeutta uskontoon. Kiitos ja sitten edustaja Hautala, kolme minuuttia. This is not the first time this house... Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tässä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun keskustelemme Rohingan tilanteesta ja olemme vaatineet sitä, että tämä ihmis strategia loppuisi. Kyseessä ei ole suinkaan mikään kriisi, joka alkoi vuonna 2017 kansanpaolla. Vaikka miljoona kansalaista on painut Myanmarista ja joutunut siirtymään sieltä vuonna 1990 alusta lähtien, niin suuri osa näistä pakenijoista on naisia ja lapsia ja yli 40 prosenttia on alle 12-vuotiaita. Kun kävelee päiväkausia metsän halki päästäkseen turvaan, niin aivan liian moni on joutunut Kutuvalon pakolaisleirille. Ja tuosta pakolaisalueesta on tullut maailman suurin pakolaisleiri, jossa on yli 600 000 ihmistä äh, asumassa 13 kilometrin suuruisella alueella. Monille lapsille nämä ovat ainoat paikat, joita ovat koskaan saaneet nähdä. He ovat erittäin haavoittuvaisia, voivat saada tauteja eikä heillä ole koulutusta. Tämä on sydäntä särkevää ihmiset, jotka katsovat tätä tilannetta, heillä on, heillä on velvollisuus katsoa tätä tilannetta. Me muistamme kaikki, hyvät kollegat, että vuonna 2018 EUn tarkkailumissio teki päätelmän, että mahdollinen kansanmurha oli tapahtunut Rohingaa vastaan. Sen seuraavassa kertomuksessa vuonna 2019 tarkkailumissio raportoi vakavista seksuaalirikoksista ja sukupuoleen liittyvistä rikoksista, järjestelmästä raiskauksista, jengiraiskauksista ja seksin pakottamisesta sotilastoimen puolelta. Ja tämä on kohdistunut siis naisiin, lapsiin ja transihmisiin. Myanmarin viranomaiset eivät ole halunneet tutkia näitä tapahtumia tai asettaa tekijöitä syytteeseen. Tämän lisäksi siellä kielletään, että tämän kaltaisia väärintekoja olisi ylipäätään edes tapahtunut. Kaikkein korkein sotilainen taho, joka valvoi tätä tapahtumaa, on edelleen virassaan. Nyt uusi tarkkailumissio ei saa edes mennä maahan, ja Myanmar ei enää tee yhteistyötä YK erikoisedustajan kanssa. Siitä huolimatta erikoisedustaja pyrkii viemään eteenpäin ihmisoikeuskysymyksiä tällä alueella. Nyt täytyy toimia. Ja neuvosto on pidentänyt näitä rajoitettuja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat Myanmarin vuoden ajalta. Kysymys on varojen jäädyttämisestä ja 14 korkeampaan virkamiehen kohdistuvasta matkustuskielloista. Kansainvälisen rikostuomioistuimen päätös äh, käynnistää tutkimukset rikoksista, jotka kohdistuvat Rohingya-väestöön, on tervetullut askel vastuullisuuden tiellä. Hyvät kollegat, rauha ei saada aikaiseksi ilman oikeutta. Näiden kaikkein vakavimpien rikosten tekijät täytyy asettaa vastuuseen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jill, yksi minuutti. Since hundreds and thousands of... Satoja tuhansia rohinkoja on pakotettu pois asuinalueiltaan. Heitä on jatkuvasti nöyryytetty ja he ovat johtuneet väkivallan kohteeksi Myanmarissa. Lähes miljoona ihmistä elää vielä Koksis bizarin leireillä. Heillä on vaikeuksia turvallisuuden ihmisarvon osalta, samoin kuin Bangladesissa. Yli 25 000 lasta on koulussa ja 97 prosenttia nuorista eivät ole minkäänlaisessa koulussa. He tarvitsevat meiltä tukea nyt enemmän kuin koskaan. Ikävä kyllä, tämä ei ole meille enää prioriteetti. Ja itse kannustaisin EUta löytämään ratkaisuja ja päättämään tämä kriisi. Bangladesia ei voi jättää yksin painiskelemaan näiden valtavien pakolaismäärien kanssa. Meidän täytyy käydä kumppanin kanssa vuoropuhelua ASEANissa ja meidän on varmistettava, että Rohingya ihmisten oikeuksia noudataan, jotta he voivat elää elämänsä normaalisti, jossa naiset ja tytöt ovat turvassa ja lapset pääsevät kouluun. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Paet, puolitoista minuuttia. Latest UN fact-finding mission on... Kiitos, puhemies. EUn faktojen tarkistusmissio totesi, että miljoonat rohingat ovat kansanmurhauhan alla. Ja tässä Myanmarin äh, tilanne on huono. Tässä koko ajan jatketaan, jatketaan näitä vainoja, eikä niistä saa mitään rangaistusta. Myanmarin rohingoja sorretaan, heille, heillä ei ole perusoikeuksia, heitä pidätetään satunnaisesti, heillä ei ole vapautta liikkua eikä heillä ole terveydenhoitoa. Ja Bangladesiin on muuttanut satoja tuhansia pakolaisia Myanmarin vainoja pakoon ja näiden pakolaisten tilanne leireillä on todella huolestuttava. Ne ovat täynnä, siellä ei ole WC-tiloja, ei ole terveydenhoitoa naisille ja lapsille varsinkaan. Lapset eivät pääse kouluun ja ihmisiä kaupataan muun muassa ö, ihmiskauppaan, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja tässä täytyy nyt todella päästä avustustyöntekijöiden paikalle, jotta voidaan monitoroida tilannetta paikan päällä. Meidän täytyy jatkaa Myanmarin painostamista, että rohingat saavat kansalaisoikeudet ja kansalaisuuden. Meidän täytyy tutkia ja syyttää ihmisiä näistä ihmisoikeusrikkomuksista. Tekijät täytyy saattaa vastuuseen ja EUn täytyy käytössä olevilla välineillä painostaa Myanmaria lopettamaan nämä vainot, pitää viedä rahoitus pois, lopettaa kauppaneuvottelut ja lopettaa kaikenlainen yhteydenpito ennen kuin tilanne selkeää. selkeää. Kiitos ja sitten edustaja Matias. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olet mukana kirjoittamassa tätä päätöslauselmaa. Haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on, että Euroopan parlamentti puhuu ihmisoikeusrikkomuksia vastaan, puolustaa myös naisten ja lasten asemaa. Kyseessä on erittäin tärkeä kysymys. Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin täytyy kuitenkin mennä pidemmälle kuin pelkästään tästä puhuminen. Ja vetoaisinkin kollegoihin, jotta pohtisitte uudelleen tämän kansainvälisen tiedonkeruumission tuloksia ja tarkastelisitte sitä, millä tavalla rahavirrat virtaavat Myanmariin. Kansainvälinen kertomus on sitä mieltä, että äh, sotilaspuolen tulot kansainvälisiltä tahoilta on mahdollistanut sen, että rankaisemattomuus jatkuu Myanmarissa ja että ihmisoikeuksia voidaan edelleen polkea. Ihmisoikeudet ei kuitenkaan, eivät kuitenkaan ole kaupan, joten vetoaisitte siihen, vetoaisin siihen, että kantaisimme vastuumme. Dehovski. Kiitos Vážená paní komisarsko. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin sanoa yhden asian. Kun ajatellaan ihmisoikeuksia, EU on maailman edelläkävijä. En tunne mitään muuta demokraattista instituutiota, joka näin usein käsittelisi ihmisoikeuskysymyksiä ja vetoaisi siihen, että tehdään tutkimuksia ihmisoikeusrikkomuksista. EUn toimielimet ja erityisesti Euroopan parlamentti ovat tässä eturintamassa. Ja miksi teemme näin? Siksi, että me välitämme satojen tuhansien ihmisten kohtalosta, jotka kärsivät kaikkialla maailmassa, erityisesti Myönmaarissa. Tämä ei ole tästä aiheesta ensimmäinen päätöslausema, vaan jo ties kuinka mones. Ja itse olen monta kertaa ollut mukana neuvottelemassa näistä päätöslauselmista, mutta hyvin harvoin kaikki ovat samaa mieltä siitä, mitä laitetaan päätösasemaan. Nyt kävi näin. Me haluamme lähettää selkeän viestin ja haluamme, että näitä rikoksia tutkitaan. Näitä rikoksia, joihin on syyllistynyt Myanmarin armeija rohingoja vastaan. Me haluamme ratkaista satojen tuhansien ihmisten tilanteen, jotka ovat jääneet ilman koulutusta, ilman apua, jotka ovat kammottavissa oloissa jossain saarella tai jossain, missä heille muut maat ovat varanneet palan maata. Me haluamme, että tilanne ei enää pahene. Me haluamme avointa vuoropuhelua. Ja varmasti Myanmarin hallitus ei pidä tällaisesta vuoropuhelusta, mutta meidän on pakko puhua tästä humanitaarisesta kriisistä heidän kanssaan. Meidän täytyy ratkaista tämä tilanne ja siksi me vetoamme nyt Euroopan komissioon se on se toimielin, jolla on välineet käsissään tehdä tälle tilanteelle jotain. Meidän pitää olla se taho, joka levittää tietoisuutta asiasta ja tekee yhteistyötä muiden maiden kanssa ja pyrkii nyt ratkaisemaan tämän tilanteen seitsemän vuotta myöhemmin. Kiitos. Sitten seuraava puhuja poliittisista ryhmistä. Ensiksi EPPstä edustaja Lega, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Vuodesta 2017 eteenpäin yli 700 000 Rohingya-kansalaista on joutunut jättämään kotinsa Myanmarin alueella ja äh, muuttunut pakolaisiksi Bangladesissa. Me tiedämme, että sosiaaliset joukot terrorisoivat Rohingya-yhteisöä tekemällä kammottavia ihmisoikeusrikkomuksia. Nämä sisältävät kylien polttoa, tappoa ja sukupuolen liittyvää väkivaltaa. Me tiedämme, että Myanmar kääntää jatkuvasti selkänsä näille tapahtumille eikä pidätä niitä, jotka ovat asiasta vastuussa. Pohjois- ja keskiosassa maata televiestintä katkokset johtavat siihen, että yhteistyötä ei saada aikaiseksi. Me tunnemme myös sen, että noin 40 prosenttia rohingya-pakolaisista, jotka ovat Bangladeshin leireillä, ovat lapsia. He joutuvat nyt kasvamaan aikuisiksi ylikansoitetulla leirillä ilman toivoa tai ilman tulevaisuutta. Itse olen käynyt Myanmarissa eh, UNICEFin kanssa kaksi vuotta sitten. Ilman muodollista koulutusta rohingalasten tulevaisuus häviää heidän silmiensä edessä. Myanmarin poliitikot eivät suojele rohingan kansalaisia myöskään. Hyvä puhemies, me kaikki tunnemme sanonnan et jos paha voittaa, se on, johtuu siitä, että hyvät ihmiset eivät tee mitään. Me saimme myös itse tuntea tämän holokaustin aikana, kun hyvät ihmiset eivät tehneet mitään. Nyt Myanmarin poliitikkojen täytyy tehdä enemmän, samoin meidän. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten SED-ryhmän puolesta edustaja Arena, yksi minuutti. Tänä maanantaina YK on asiantuntijat raportissaan totesivat, että 600 000 rohingaa on kansanmurhan uhan alla Myanmarissa. Ja tässä on selvä, selvää kansanmurhaa tekeillä rohingoja kohtaan. Ja 2017 vuodesta lähtien Bangladesista on paennut 600 000 tai Myanmarista painut Bangladesiin ja tässä on suurin siirtymään joutunut joukko koko maailmassa, suurin pakolaisjoukko. Ja on tärkeää, että nämä rikokset tuodaan silmien eteen ja ne, niistä puhutaan ja meidän täytyy ne tuomita, mutta tämä ei todellakaan riitä. EUn ja kansainvälisen yhteisön täytyy pitää huolta siitä, että tekijät saatetaan vastuuseen. Me ja koko kansainvälinen yhteisö olemme nyt vastuussa. On tärkeää, että sanktioita joihin ryhdytään ja annetaan sanktioita ja tässä voidaan YK raporttia pitää perustana. Meidän täytyy äh, kansainvälisin suhtein ja kaupankäynnin välinein reagoida tähän järkyttävään kriisiin. Kiitos ja sitten Renew-ryhmän puolesta edustaja Benio on yksi minuutti. Kiitoksia. Rohingyat ovat yksi Myanmarin uskonnollisista vähemmistöistä, joille ei ole annettu virallista statusta ja heillä ei siis ole henkilöllisyyskortteja. Vuodesta 2011 eteneen konflikti, johon, jossa mukana ovat johtajat, niin se on pahentunut armeijan toimijan, toiminnan seurauksena. Etnistä puhdistusta on tapahtunut YK mukaan ja vuonna 2017 puhuimme tästä myöskin kansainvälisellä tasolla hätäpäätösaseman kautta. Bangladesin antama tuki on ollut tervetullutta, mutta nyt piti rajoit- nyt on kuitenkin rajoitettu oikeuksia ja vapauksia näillä leireillä. Rohingoilla pitäisi olla täydet kansalaisoikeudet Myanmarissa. Se on ollut jo vuosikymmeniä heidän kotinsa, eikä voida katsoa heitä enää ulkomaalaisiksi. He ovat Myanmarin kansalaisia ja heidän kyliensä uudelleen rakentaminen on aivan välttämätöntä. Myanmarin hallituksen pitää noudata kansainvälistä lainsäädäntöä ja suojella kaikkia ihmisiä heidän alueellaan rodusta tai uskonnosta riippumatta. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron ECR-ryhmän puolesta edustaja Movarik, yksi minuutti. Um, President Commissioner. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Rohingya-tragedia on muodostumassa jälleen yhdeksi ratkaisemattomaksi ihmisoikeuskysymykseksi, joka EU voi lisätä omaan luettelonsa. Bangladeshilla on selkeästi omat haasteensa ja se on jätetty yksin näiden naapurinsa kammottavien toimien seurauksien kantajaksi. Tämä kaikki on johtanut siihen, että 3400 ihmistä on saanut Myanmarin viranomaisilta luvan palata. Tällä vauhdilla miltei miljoonan siirtymään joutuvan ihmisen palaaminen kestäisi satoja vuosia. Ne, jotka on nyt tunnistettu, heidän täytyisi haluta palata ilman, että saavat takeita turvallisuudestaan. YK täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, että Rohingan perusoikeudet ja vapaudet taataan. Tämä kansan esisät ovat asunne tuolla alueella tuhansia vuosia. Ihmisoikeuksia vastaan tehdyt rikkomukset täytyy saattaa oikeuteen. Meidän täytyy myös tukea tätä päätöslauselmaa ja seistä omien periaatteidemme takana. Kiitos. Tässä olivat poliittisten ryhmien puhujat. Seuraavaksi edustaja Castaldo. Tosin en nyt näe häntä täällä, joten annan puheenvuoron Rova Wardille yksi minuutti. Niin, siis Kastaldo ei ole paikalla. He selvä. Anteeksi, puhemies, en huomannut, että edellinen puhuja ei ollut paikalla, joten käytän mielelläni puheenvuoron. Kaksi vuotta on kulunut eikä mitään ole tapahtunut. Miljoonaa rohingaa ei, tai heistä ei välitetä. He ovat joutuneet jättämään kotinsa väkivallan takia ja ovat leireillä. On yritetty palauttaa pakolaisia. Myönmarin nämä yritykset eivät ole onnistuneet ja tämä osoittaa, että palautusolosuhteet ovat huonot. Myönmarin hallituksen pitää tehdä kaikkensa, jotta voidaan nämä ihmiset ottaa takaisin turvallisesti. YK-komiteoiden mukaan noin miljoona Rohingya-pakolaista on Bangladesissa ja ainoastaan humanitaarinen apu heitä auttaa. Nyt kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä keskipitkän välin suunnitelma, jotta voidaan tästä kriisistä päästä. Meidän täytyy Myönmaariin verota todella voimakkaasti, että juurisyistä päästään eroon. Tällainen jatkuva vaino täytyy saada loppumaan ja me emme missään nimessä voi hyväksyä vakavia ihmisoikeusrikkomuksia Rohingya-yhteisöä kohtaan. Myönmarissa pitää olla kestävät olosuhteet ottaa pakolaiset takaisin ja heille pitää antaa hyvät elinolosuhteet, jotta he voivat jatkaa elämäänsä. Ja äh, Labour-kollegani äh, Rapsarkaan ja Ahirkaan ovat puolueesta tehneet varsin hyvää työtä rohingya-pakolaisten auttamiseksi. Kiitos. Ja sitten seuraava on Kutsuk. Hänkään ei ilmeisesti ole paikalla, joten edustaja Biilan yksi minuutti. Olkaa hyvä panie przewodniczący! niewątpliwie największą prześladowaną grupą religijną na świecie są chrześcijanie. suurin uskonnollinen ryhmä jota sorretaan ovat kristityt. Heitä sorretaan 128 maassa ja toivottavasti parlamentti suojelee myöskin kristittyjen oikeuksia tällä kaudella. Mutta jos halutaan suojella kristittyjä, meidän täytyy suojella myöskin muita uskonnollisia ryhmiä ja yksi näistä ovat Rohingya-väestö. Sorto, joka alkoi vuosikymmeniä sitten, jatkuu demokratisoitumisprosessista huolimatta Myanmarissa. Vuonna 2015 kuvitelimme, että sorto loppuisi, mutta ikävä kyllä yli 700 000 ihmistä on ajettu pois Myanmarista Bangladeshin, ja ne, jotka ovat jääneet alueelle, ovat edelleen sorron kohteena. Maa voisi olla hyvin rikas, koska siellä on paljon luonnonrikkauksia ja geostrategisesti Myanmar on myöskin tärkeä maa. Eli sillä on valtavasti merkittävä rooli, kun ajatellaan vaikka rooli, roolia Venäjän ja Yhdysvaltojen silmissä, mutta sen pitää ratkaista nämä ongelmat kuitenkin kansainvälisellä tasolla. Kiitoksia. Kansainvälisen rikostuomioistuimen presidentti kesällä käynnisti menettelyn Myanmaria vastaan liittyen juuri rohingojen tilanteeseen. Tämä on yksi pahimpia inhimillisiä humanitaarisia kriisejä, jossa lapset kärsivät kaikkein eniten. UNICEFin mukaan yli puoli miljoonaa rohinga lasta on Bangladesissa kammottavissa oloissa. He joutuvat väkivallan ja hyväksikäytön kohteeksi. Monet näistä lapsista eivät ole saaneet mitään syntymätodistusta ja tämäkin on yhden lasten yleisoikeuksien säädösten vastausta. He eivät myöskään saa henkilöllisyyskorttia, he eivät saa terveydenhuoltoa, koulutusta ja heillä on vaikeuksia myöskin saada pakolaisstatus ja tämä luo sitten AV-lapsien sukupolven. EUn pitää nyt toimia ponnekkaasti, jotta voidaan varmistaa, että Rohingya-väestön oikeuksia kunnioitetaan. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Yksi minuutti per puhuja. Edustaja Hedman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Maanantaina julkaistiin riippumaton YK-kertomus, jossa oli erittäin huolestuttavaa tietoa Rohingan kansantilanteesta Myanmarin alueella. Kansanmurhauhka on yhä suurempi ja kertomuksessa todetaan myös, että Myanmarin hallitus ei ole tehnyt mitään väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Tästä syystä kansainvälisten järjestöjen täytyy ryhtyä koordinoituihin ponnisteluihin painostaakseen vastuuhenkilöitä. Niiden tulisi olla vastuussa tilanteessa ja humanitaaristen järjestöjen pitäisi saada myös pääsy Myanmarin alueelle niin, että ihmisiä voidaan auttaa ja tilannetta valvoa. Kiitos edustaja Potsak, yksi minuutti. Děkuji, pane předsedo. Dostáváme se k tématu. Kiitos, puhemies. Tämä on aihe, joka on jatkuvasti esillä koko ajan puhumme rohingojen tilanteesta. Tässä ihmisiä vainotaan, heille ei suoda perusihmisoikeuksia, heitä sorretaan, ihmisoikeuksia rikotaan ja näitä ihmisiä vainotaan niin, että 600 000 ihmistä on joutunut tämän vainon kohteeksi. He ovat joutuneet pakenemaan. Tämä on ihan kansanmurhaa ja tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut. Meidän täytyy auttaa Bangladesia. Se on ottanut vastaan yli miljoona rohingaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja meidän täytyy pyytää pakolaisille jatkuvaa välitöntä apua. Meidän täytyy taata, että rikoksista joudutaan vastuuseen. Meidän täytyy koordinoidusti edetä EU-toimielimet äh, olkoon tässä vahvoja toimijoita. Meidän täytyy vastata tähän tragediaan. Meidän täytyy tutkia näitä rikoksia ja saattaa tekijät vastuuseen. Kiitos. Sitten komissio, komissaari Tyssen saa puheenvuoron keskustelun lopuksi. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa puhemies ja hyvät parlamentin jäsenet. Yli kaksi vuotta on kulunut jo rakain osavaltion hirvittävistä tapahtumista Myanmarista ja yli 750 000 rohinkakansan jäsentä on joutunut pakenemaan Bangladeshin alueelle. Nyt yli miljoona rohinka pakolaista on Kotsbazarissa, joka on maailman suurin pakolaisleiri. Kyseessä on selkeä pakolaiskriisi ja radikalisointimahdollisuudet ovat erittäin suuria leireillä. Leirillä oleva tilanne vain huononee. Yli 500 000 ihmistä ei vieläkään ole saanut koulutusta. Se, että Mian, henkilöt voisivat palata nopeasti Myanmarin arvokkaalla ja turvallisella tavalla on yhä epätodennäköisempää. Tämä saatiin nähdä myös äskettäisen 3450 pakolaisen palauttamisyrityksessä, koska kukaan ei halunnut palata Myanmarin paluuehtojen huonouden vuoksi. Tämä tilanne sen lisäksi, että se on kiireinen humanitaarinen kriisi, kehittyy myös nyt pitkän aikavälin poliittiseksi ja turvallisuushaasteeksi. Tästä syystä meidän täytyy tunnistaa myös tilanne pakolaisten kohdalta. Pakolaisleirin turvallisuustilanne, äh, leirillä oleva mahdollisuus ansaita elantonsa, vaikutus isäntä yhteisöihin ja yhteinen vastuu ja rahoitus. Euroopan unioni vaatii edelleen kestäviä ratkaisuja Rohingya-kansalle ja vaatii sitä, että Myanmarin viranomaiset takaavat sen, että turvallinen, arvokas paluu on mahdollista. Tämä voidaan saavuttaa vain täytäntöönpanemalla neuvoa antavan komitean suositukset. Myanmarin hallitus on ne hyväksynyt. Nämä asiat on otettu esille myös Myanmarin hallituksen kanssa ihmisoikeusvuoropuhelussa, joka käytiin Yangonissa kesäkuussa vuonna 2019. Rinnakkaispuheenjohtajana oli myös EUn erikois ihmisoikeusedustaja. Käynnissä olevassa kaikki paitsi aseet toiminnassa ja kaikissa kahdenvälisissä neuvotteluissa Euroopan unioni kehottaa Myanmaria olemaan mukana edesauttamassa vapaaehtoista turvallista ja arvokasta paluuta rohingya-pakolaisille. Samanaikaisesti Euroopan unioni vaatii vastuuseen niitä, jotka ovat vakavasti rikkoneet ihmisoikeuksia vastaan. Euroopan unioni on ottanut jo käyttöön 14 henkilöä vastaan rajoittavia toimenpiteitä ja jatkaa tällä tiellä. Yhteenvetona, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unioni aikoo jatkaa tulevaisuudessakin Rohingya-kansan kärsimysten lieventämistä ja on edelleen yhteydessä Myanmarin viranomaisiin, jotta voitaisiin helpottaa näiden pakolaisten paluuta kotimaahansa. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Kiitos, komissaari Tissen. Olen saanut kuusi päätöslauselman luonnosta ja nämä ovat tulleet seuraavilta poliittisilta ryhmiltä. ECR, Vihreät, kautta EFA, S ja D, Renew, GUE kautta NGL ja EPP. Keskustelu on näin ollen päättynyt ja äänestys asiasta tapahtuu tänään. Seuraava keskustelu on Iranista liittyen erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EUn kaksoiskansalaisten tilanteeseen. Aloitamme keskustelun näillä laatioilla. Ensiksi edustaja Fotika, yksi minuutti. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Osoitan kunnioitusta naisille Iranissa, heidän rohkeudestaan, päättäväisyydestään. Ei pelkästään, kun kyse on naisten oikeuksista, vaan myöskin kun pyritään suojelemaan koko yhteiskuntaa hallintoa vastaan. Yksi suurimpia oppositioliikkeitä Iranissa on myöskin naisen johtama. Hiljattain monia naisia on tuomittu pitkiin vankeustuomioihin vain siksi, että he vastustivat pakollista hijabin pitämistä. Mutta myöskin naiset, joilla on kaksoiskansalaisuus, EU sekä Iranin kansalaisuus, sekä myöskin miehet kärsivät sorrosta. Me vetoamme heidän välittömään vapauttamiseensa. Kiitos. Kaksi ja puoli minuuttia edustaja Noiman. Olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, monet teistä ovat lukeneet näistä asioista ja 8.3. juhlitaan kansainvälistä naisten päivää. Se on yleensä hyvin rauhanomainen ele, joka osoittaa, että naisilla on oikeuksia. 8.3. tänä vuonna iranilaiset naiset saivat metrossa kukkia. Ja ensimmäinen ja viimeinen vaunu metrossa on varattu naisille. Kolme naista otti huivin pois ja sanoivat, että toivon, että me, oli meillä huivi tai ei, voimme yhdessä kulkea Teheranin kaduilla. Teheranissa ja Iranissa pitää olla tilaa kaikille naisille. Ja sitten sosiaalisessa mediassa näimme kuvia, kuinka naiset ilman huntua ja sen kanssa kulkivat käsi kädessä ja todella tämä solidaarisuus oli käsin kosketeltavaa. No, mitä Iranin keskushallinto teki? ihmiset joutuvat telkien taakse jopa 84 vuodeksi. Tällaista tapahtuu. Täällä on ihminen telkien takina, joka on saanut Saharovin pa- pa- palkinnon. Hänet on tuomittu pitkään vankeusrangaistuksen. Hän on saanut ra- raipaniskuja, koska hän on tukenut näitä naisia metrossa. Ja hyvin selkeää on, että Iranin keskusvalta tuntee olonsa uhatuksi näiden rohkeiden naisten edessä. Ja tilanne Iranissa on hyvin hankala ja se on entistä monimutkaisempi. Ja nyt kun hyvän ja pahan välillä on vaikeampi tehdä eroa, niin sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy seistä niiden rinnalla, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Meidän täytyy asettua diskriminointia vastaan, naisia ei saa syrjiä, seksuaalista väkivaltaa ei voi sallia ja niin edespäin. Hyvät kollegat, jos ajatellaan muita maailman osia, joissa ihmisoikeuksia poljetaan, niin ainakaan tässä talossa me emme saa antaa tällaisen tapahtuvan. Sen takia antakaamme vahva tuki tälle päätöslauselmalle ja näin ollen myös vahvaa tukea iranilaisille naisille. Kiitos. Kiitos sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Gutteland. Kiitos herra puhemies, arvoisa komissaarin jäsen. Viime viikolla saimme raportteja, että Shahar Komeanis, joka kuoli, hän, hän oli menossa jalkapallootteluun ja, ja kuoli, koska hän oli sytyttänyt itsensä tuleen. Ja hän, häntä uhkasi pitkä vankeusrangaistus vain, koska hän halusi mennä katsomaan jalkapalloa. Kyllähän nyt kaikilla ihmisillä pitäisi olla tällaisia oikeuksia. Tämä oli todella karmea, traaginen rikos ja meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta uhrin perheille. Me teemme kaikki näin täällä parlamentissa. Tämän päivän keskustelu koskee eh, Irania ja naisten oikeuksien puolustajia ja ihmisiä, jotka ovat vankiloissa, erityisesti EU-Iran kaksoiskansalaisia. Meidän täytyy antaa erittäin vahva viesti, että eh, naisten asemaa pitää parantaa Iranissa, ihmisoikeuksissa pitää pitää kiinni. Monet ovat joutuneet vankilaan vain sen takia, että he ovat asettuneet syrjintää vastaan. Äh, ihmisoikeustaistelijat, naisten oikeuksien puolustajat, lakimiehet, journalistit, AY-aktivistit, ympäristöaktivistit, tällaisia ihmisiä on suljettu vankiloihin. Heillä ei ole toivoakaan oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. He ovat telkien takien, takana vuosia ja vuosia toistensa perään. Nimiä on vaikka kuinka paljon Nasri Soture, Narkis ja niin edelleen. Täällä on todella paljon näitä nimiä. Ja meidän täytyy esittää vahva vaatimus edelleen, että nämä ihmiset ja varsinkin he, joilla on kaksoiskansalaisuus, vapautetaan vankilasta ja ainakin heille pitää taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Kiitos. Ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Rodriguez Ramos. Eh, presidente, debat- Puhemies. Me keskustelemme kiireellisestä päätöslauselmasta ja pyydämme, että välittömästi vapautetaan kaikki naiset ja aktivistit, jotka Iranissa on tuomittu vankilaan. Ja myöskin pitää vapauttaa kaksoiskansalaiset, jotka tällä hetkellä ovat nyt kurjissa olosuhteissa iranilaisissa vankiloissa. He eivät voi pitää yhteyttä edes asianajajiinsa, saati perheisiinsä. Ja kolme viimeistä naista, jotka tuomittiin, tuomittiin videon takia, joka meninettiin maaliskuussa ja he ottivat pois huivinsa, jakoivat kukkia ja sanoivat naisille, että kunhan, kunhan, kunpa he pystyisivät kävelemään yhdessä Iranissa toiset huivin kanssa, toiset ilman, mutta että jokainen saisi tehdä vapaasti oman päätöksen. Tämä oli heidän rikoksensa, rikos, jota pidettiin loukkauksena kansallista turvallisuutta vastaan. Ja heidät on tuomittu yli 23 vuoden tuomioon. Ja tästä ei ole mitään takeita. He eivät saa edes asianajajaa avukseen. Iranissa on alettu todella ahdistella ja sortaa aktivistinaisia ja oikeud- asianajajia, jotka tukevat heidän oikeuksiaan, ja toimittajia, jotka kertovat näistä asioista. Ja he sanoivat, että he jatkavat tätä toimintaansa. Heistä tuntuu, että he jo liian kauan he ovat eläneet vankilassa, joka Iran heille on. He haluavat pitää kiinni oikeuksistaan ja tyttärensä oikeuksista. Ja siksi on tärkeää, että Euroopan parlamentti lähettää selkeän viestin. Yhtäältä komissiolle meidän täytyy todeta, että poliittinen vuoropuhelu Iranin kanssa, sen pitää olla poliittinen prioriteetti, eli ihmisoikeuksien suojelu ja iranilaisten tyttöjen ja naisten oikeuksien suojeleminen. Mutta haluamme välittää viesti myöskin iranilaisille naisille, että he eivät ole yksin. Euroopan parlamentti tukee heitä ja me teemme kaiken auttaaksemme heitä kaduilla ja vankiloissa. Kiitos. Thank you. Uh, we are fortunately not running late. Kiitos. Uh, emme ole erityisesti aikataulusta jäljessä, mutta kuitenkin pitäydytään puheajassa. Kolme minuuttia, edustaja Tsovko. Kiitoksia puhemies. Iranin viranomaiset kriminalisoivat ihmisoikeustoimintaa. Lehtimiehet ja ihmisoikeusaktivistit jatkuvasti joutuvat häiriön kohteeksi vaikka tekevät rauhanomaista työtään. Tämä päätöslauselman avulla Euroopan parlamentti vetoaa Iranin, jotta se poistaisi kaikki nämä tuomiot ja välittömästi ja ehdoitta vapauttaisi kaikki ihmisoikeusaktivistit ja EUn ja Iranin kaksoiskansalaiset, jotka ovat maassa pidätettyinä. Kolme iranilaista naista olivat videossa, jossa protestoivat huivipakkoa vastaan. Tuo protesti oli rauhanomainen ja sillä edistettiin naisten oikeutta saada valita, käyttävätkö huivia vai eivät. Kolme heistä on tuomittu 16-23 vuotta pitkiin vankeusrangaistuksiin vain siitä syystä, että he toimisivat, toimivat kansallista turvallisuutta vastaan ja veivät eteenpäin prostituutiota ja moraalista korruptiota. Tässä on esimerkki täysin epäsuhtaisesta rangaistuksesta, ja nämä naiset pidätettiin, vaikka he hyödynsivät pelkästään oikeuttaan mielipiteen joka on kaikkien ihmisten perusoikeus. Toisessa tapauksessa iranlainen nainen sytytti itsensä tuleen protestoidakseen pidätystään. Hänet pidätettiin, koska hän halusi katsoa jalkapalloottelua stadionilla. Tämä päätöslauselma ottaa myös huomioon ne Iranin toimenpiteet, joita, joihin on ryhdyttiin useisin, useisia kaksoiskansalaisia vastaan. Henkilöt on pidätetty epämääräisen tai epäspesifien syytösten nojalla ilman mitään erityistä oikeudenkäyntiä koska on selvää, että Iran polkee selkeästi ihmisoikeuksia. Ja me demokraattisena elimenä, jotka edustamme näitä vangittuja eurooppalaisia kansalaisia, meidän täytyy toimia päättäväisellä tavalla. Tämä parlamentti, hyvä puhemies, edustaa kaikkia Euroopan kansalaisia, ovatpa he sitten missä tahansa. Iran on yksi perustus, perustavista jäsenistä YKssa ja se on ratifioinut monet juridisesti sitovat sopimukset kansainvälisen lainsäädännön nojalla, jossa keskitytään ihmisoikeuksien suojaamiseen. Kuitenkin on saatu nähdä, että eivät ne noudata näitä velvoitteita. Tämän päätöslauselman avulla me vetoamme siihen, että Iranin viranomaiset lopettavat sortotoimenpiteensä ja noudattavat kansainvälisesti sovittuja standardeja. Hyvät kollegat, osoittakaa tukenne näille naisille, jotka on pidätetty mielivaltaisesti ja näin välitätte myös vahvan viestin Iranin viranomaisille. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja puolitoista minuuttia, edustaja Ernst, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, minä olen yksi harvoista edustajista tässä talossa, joka joka on saanut tilaisuuden tutustua teheranilaisiin ihmisoikeustaistelijoihin 2013. Tämä ihmisoikeustaistelija äh, äh, vapautettiin, sitten taas pidätettiin ja maaliskuussa tänä vuonna sitten äh, saatiin vihdoin tuomio 33 vuotta vankilassa sen takia, että on protestoinut huivipakkoa vastaan. Ja Tämä on aivan uskomaton, miten tällaisia voidaan tehdä, tällaisia tuomioita antaa. Me emme voi tällaista hyväksyä, vaikka Iranissa tapahtuisi mitä muuta. Kansainvälinen solidaarisuus tarvitsee joka ikisen näistä vangituista naisista, myös ne, joiden nimiä emme tiedä. Ja Iranin hallitus ei voi tällä tavoin jatkaa. Hallitus ei voi koko ajan polkea ihmisoikeuksia eikä voida tehdä tällä tavalla. Emme voi hyväksyä, emme voi antaa antaa tämän tapahtua, koska vapaus ja tasa-arvo, ne ovat sellaisia kiveen hakattuja perusoikeuksia, että niitä ei voi polkea, ei millään keinoilla, ei väkivallalla eikä muuten meidän täytyy muistaa, että ihmisillä on universaalit ihmisoikeudet, riippumatta siitä, ollaanko Dresdenissä, Hongkongissa vai Teheranissa. Iranin tulevaisuus on naisissa. Ja tähän ei mikään vallankumousjohtaja pysty tekemään mitään muutosta. Kiitos ja sitten kuuntelemme poliittisten ryhmien edustajia. Ensiksi EPP-ryhmän puolesta edustaja Sikorski, kaksi minuuttia. Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Iran selkeästikin rikkoo ihmisoikeuksia ja tämä koskee erityisesti naisia. Ja ihmisiä tuomitaan rikoksista, jotka meille eivät ole rikoksia. Iranhan perinteisesti on ollut liberaalimpi kuin tietyt muut valtiot, mutta tällä hetkellä Iran on maa, jossa teloitetaan eniten kansalaisia, eikä oikeusjärjestelmä täytä mitään kansainvälisiä kriteereitä. Järkyttäviä tuomioita langitetaan ihmisille keskiaikaisten sääntöjen pohjalta, ja meidän standardimme mukaan nämä ihmiset eivät ole syyllistyneet mihinkään rikoksiin. Esimerkiksi homoseksuaalisesta, eh, homoseksuaalisuudesta hankitetaan kuolemanrangaistus Iranissa. Eli tuen kaikkia edeltäviä puhujia. Meidän täytyy suojella Iranin epäoikeudenmukaisen oikeusjärjestelmän uhreja ja erityisesti naisia, jotka ovat joutuneet sen uhreiksi. Mutta Iran on, Iran on myös geopoliittinen haaste. Se on hyökännyt Saudi-Arabian öljyvarantoja vastaan, enkä usko, että ne lennokit ja olivat rakennettu vuorilla kapinallisten tasolla. Ja näiden aseiden on todettu olevan peräisin Iranista. Ja muutama viikko sitten hormuusin salmessa hyökättiin tankkereita vastaan – Vaikuttaa siltä, että teokraattinen hallinto yrittää provosoida Yhdysvaltoja aseelliseen hyökkäykseen. Täytyy vain toivoa, etteivät Yhdysvallat eivätkä EU-jäsenvaltiot anna provosoida itseään, koska näin on käynyt ennenkin, enkä pidä niistä seuraamuksista. On behalf of... Kiitos. Ja sitten SJD-ryhmän puolesta annan puheenvuoron Edustaja Pitsolalle yksi minuutti. Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Me emme voi hyväksyä sitä, että naiset vangitaan siitä syystä, että haluavat katsoa jalkapallotteluita. Ja että rohonomaista protesteista langetetaan valtavan pitkät tuomiot. Vankilatuomioita myös kovennetaan ruoskinnan määräämisellä rangaistukseksi. Ja mm, Iranissa on myös vankeina sellaisia, jotka haluavat puolustaa omaa elämäntyyliään. Kaikilla vangeilla pitää myös olla pääsy terveydenhuoltopalveluihin. Ihmisoikeudet ovat erottamattomat, riippumatta siitä, missä ihmiset ovat. Ja Iranin täytyy rinnastaa lainsäädäntönsä kansainväliseen lainsäädäntöön ja yleissopimuksiin, jota se on allekirjoittanut. Meidän täytyy kaikissa kahdenvälisissä sopimuksissa me ottaa tämä huomioon. Mrs. Kiitos. Ja sitten edustaja Porit, yksi minuutti Renewstä. Kiitos puhemies. Minun vaalipiirini jossa on ollut EU-Iran kaksoiskansalainen ja hän on ollut vangittuna yli 1200 päivää. Hän ei ole saanut pääsyä oikeudenkäyntiin ja sitten joku ihme, ihmeellinen tuomioistuin sitten hänelle määräsi rangaistuksen. Hän ei va- vankilassa ole saanut lääketieteellistä hoitoa, hän ei saa soittaa ulkomaille, hän ainoastaan näkee kerran kuussa viisivuotiaasta Gabriela tytärtään. Tämä on todella panttivankitilanne. Ja Nasrin on aikaisemmin ollut nälkälakossa ja on varoittanut, että hän tekee sen uudelleen, jos häneltä jatkuvasti evätään perusihmisoikeudet. Miehensä Richard on sanonut, että Brexitin Brexit vie kaiken huomion UKssa ja Britannian hallitus ei välitä hänestä enää yhtään. Myös Boris Johnson on myös heikentänyt hänen tilannettaan ja sen jälkeen, kun hänestä tuli pääministeri. Tällaisissa epäinhimillisissä olosuhteissa tämä vanki joutuu elämään ja nyt ihmis- EUn pitää tehdä jotakin. Nasrin ei ole yksin. Monet muutkin EU-kansalaiset kärsivät väkivallasta, puuttuvista ihmisoikeuksista ja siitä, että he eivät saa kunnon oikeudenkäyntiä iranilaisissa vankiloissa. Heitä on paljon. Meidän täytyy nyt koota voimme, voimamme ja ainakin antakaa tukenne tälle päätöslauselmalle. Kiitos. Ja sitten vihreiden ryhmästä, EFA-ryhmästä, edustaja Urtasun. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Naisten tilanne Iranissa on yhä huolestuttavampi ja parlamentin on puututtava tähän. Yksi tapaus oli se, että 29-vuotias nuori nainen kuoli. Hän päätti tapaa itsensä, koska hänet olisi voitu tuomita siksi, että hän oli mennyt jalkapallojoukkueeseen mieheksi pukeutuneena. Tämä nyt oli ainoa tapaus lajeaan. Viime vuoden tammikuusta lähtien ainakin 32 ihmistä on pidätetty ja 10 siksi, että he ovat vastustaneet huivin pakollista käyttöä. Heillä on oikeus osoittaa mieltään, se on osa ilmaisunvapautta. Me vaadimme, että vapautetaan kaikki pidätetyt henkilöt, jotka ovat mielivaltaisesti vangittu siksi, että he puolustavat perusoikeuksiaan. Ja lisäksi iranlaisilla naisiin kohdistuu paljon syrjintää, kun ajatellaan avioliittoa, avioeroa, lasten huoltajuutta ja talouskysymyksiä. Ja julkisella ja yksityisellä sektorilla syrjinnän on päätyttävä. Toivottavasti tänäisellä toiminnallamme EU ja jäsenvaltiot priorisoivat nyt ihmisoikeusaktivistien suojelua Iranissa. Me kaikki haluamme, että Iranin ydinvoimasopimus toimisi ja olemme tehneet paljon ponnisteluita EU:ssa, jotta näin kävisi. Me emme halua sotaa ja me haluamme tehdä kaikkemme, jotka sopimus toimisi, mutta tämä pitää ehdottomasti kytkeä ihmisoikeuksiin Iranissa. Tätä ei voida erottaa vain siksi, että ydinvoimasopimus toimisi. Nämä kaksi asiaa liittyvät toimi, toisiinsa ja feminismi pitää ottaa huomioon kaikessa EUn ulkopolitiikassa ja naisten oikeudet Iranissa pitää tehdä prioriteetiksi, kun olemme yhteydessä Iraniin. Kiitos. On behalf of the... Kiitos. Sitten ID-ryhmän puolesta edustaja Sardone, yksi minuutti. Kiitoksia. Kaikki eivät ehkä tiedä, että Iranin naiset vielä 70-luvulla olivat niin kuin me. He pitivät vaatteita kuten me, he voivat käydä koulua ihan niin kuin me. Mutta sitten jossain vaiheessa 79 tuli uusi hallinto, islamilainen hallinto, ja uskonnon nimissä naisten oikeuksia leikattiin ja vietiin maa takaisin keskiajalle. No, jos ajatellaan vaikka lentopalloa, jalkapalloa ja naisten joukkoja, niin niitä pelataan nyt huivin kanssa – kuin pitäisi olla valinta, mutta näin ei ole. Tämä on todellista sortoa ja naiset eivät halua käyttää huivia, he eivät halua peittää itseään. Me tuemme aktivisteja, jotka joka päivä tekevät työtä suojellakseen naisten oikeuksia ja puhuvat siitä, mitä tapahtuu maassa. Ja meidän täytyy suojella naisten oikeuksia tässä maassa. Liian usein hiukan pelosta EU on ollut hiljaa eikä ole toiminut näissä islamistimaissa jossa jatkuvasti poljetaan naisten oikeuksia. Me emme voi sulkea silmiämme. Meidän täytyy taistella naisten puolesta, emmekä missään tapauksessa voi pysyä hiljaa. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten ECR-ryhmästä edustaja Vashikovski, yksi minuutti. Yes, Mr. Chairman. Puhemies. Uh, as a former Polish... Puhemies entisenä Puolan Iranin suurlähettiläänä minun täytyy sanoa, että en ole kovinkaan tyytyväinen siitä, että tänään joudumme keskustelemaan Iranin viranomaisten käyttäytymisestä. Iranin kulttuuri merkittävä osuus on meidänkin sivilisaatiossamme. Me odotamme, että Iran näyttelisi paljon rakentavampaa roolia alueella. Erityisestikin odotamme, että Iran kunnioittaa ihmisoikeuksia Iranin kansallisten oikeuksia, mutta myöskin niiden oikeuksia, jotka vierailevat maassa. Odotamme myöskin, että Iran keskeyttää satunnaiset pidätykset, mielivaltaiset pidätykset ja välittömästi ehdoitta vapauttaa kaikki eu kansalaiset, joilla on myöskin Iranin kansalaisuus vankilasta. Ihmisoikeustaistelijat, varsinkin naispuoliset ihmisoikeusaktivistit täytyy välttämättä vapauttaa. Toivon mukaan Iran pidättäytyy hyökkävästä politiikasta myöskin alueella. Mikäli Iran todenteolla haluaa pitää yllä yhtäismielisiä suhteita Euroopan unioniin, sen täytyy hyvin nopeasti muuttaa politiikkaansa ja pitäytyä kansainvälisiin standardeihin. Kiitos. Thank you. On behalf of the Confederal Group. Kiitos. Nyt GUE NGL ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Wallis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Mehän tiedämme, että naisten rooli Iranissa on hyvin merkittävä. Se asettaisi Saudi-Arabian esimerkiksi häpeään, jos verrattaisiin. Iranilla toki tarvitaan muutosta, mitä naisten oikeuksiin tulee, mutta Yhdysvaltain sanktiot Irania vastaan eivät ota huomioon niitä olosuhteita, Mm, jotka kohdistuvat erityisesti naisiin ja lapsiin. Erityisesti sanktiot kohdistuvat pahiten köyhiin, heikossa asemassa oleviin naisiin ja lapsiin. Ja kun näitä taloussanktioita ei edes voi kritisoida ja ne ovat luonteeltaan täysin poliittisia eivätkä ota huomioon ihmisoikeuksia, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta tästä umpikujasta päästään. Ja tämä on jälleen yksi uusi poliittinen ase Irania vastaan. Me tulemme vastustamaan tätä päätöslausumaesitystä. Sorry, for non-attached. Sitten sitoutumattomien puheenvuoro. Edustaja Deleuze, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mikrofoni. <laughs> Kiitos puhemies. Ensin sanoisin, että seison niiden rohkeiden naisten rinnalla, jotka protestoivat oikeuksiensa puolesta Iranissa. Iran kuitenkin provosoi entistä vakavammin ja EU epäonnistuu tavoitteissaan. Yhdysvallatkin on nyt vetäytynyt allekirjoittajana sopimuksesta. Pidätykset, barbaarius, kansalaiset ovat pantteina tässä geopoliittisessa pelissä. EU on Iranin kumppani ydinsopimuksessa. Iran hyötyy EUn sijoituksesta ja kuitenkin tukee terroristiryhmiä tällä alueella. EUssa puhutaan oikeutetusti ihmisoikeuksien puolusteista, mutta mitä tämä puhe vaikuttaa? Iran vain äh, tehostaa toimiaan. Meidän täytyy kuitenkin puhua iranilaisten vankien kohtalosta. Ihmiset ovat äh, eristyksissä, he tarvitsevat apua. Charlie King, Nazarin Netsa Kari Radcliffe, Kai Molly Gilbricht, Nosa Osori ja Marat Tabas. Nyt on aika toimia. Kiitos. Thank you. Two minutes. Seuraavaksi edustaja Estaras Ferragut, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Presidente. Puhemies. Äh jälleen kerran puhumme eh, Iranista. Kaikilla näillä keskusteluilla on yksi yhteinen nimittäjä, nimittäin ihmisoikeusrikkomukset, toimittajat, ihmisoikeustaistelijat, naiset, vammaiset, aktivistit, kaksoiskansalaiset. Kaksi, kaikki heistä joutuvat kärsimään vainosta, kidutuksesta, pidätyksistä syyttää, vailla syytä vain siksi, että pyrkivät äh, puolustamaan ihmisoikeuksia. Äh, tämä pelottelu Iranissa on aivan jatkuvaa ja kidutusta tapahtuu. Monet ihmiset ovat kärsineet. Äh, minä haluaisin Ensahar Kudjarin keskittyä. Tämä 29-vuotias nuori nainen, hänen rikoksensa on olla Äh, nainen. Hän on sinisiin pukeutuva jalkapallokannattaja, mutta äh, naiset eivät saa Tämä on itse asiassa maailman ainut maa, jossa naiset eivät saa käydä katsomassa jalkapallootteluja. Ja tästä syystä hänet on vangittu. Eli hänen ainut rikoksensa on olla nainen maassa, jossa miehet päättävät naisten oikeuksista ja vievät naisilta perustavanlaatuiset ihmisoikeudet. Tämä on aivan hirvittävä hinta, jonka naiset joutuvat maksamaan pyrkiessään puolustamaan ihmisoikeuksiaan. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset on teloitettu ja on myös todettu, että Iran on maailman suurin vankila naispuolisille toimittajille ja komission jäsen Täissen tiedän, että te eh, tunnette tämän asian oikein hyvin. Nyt meidän täytyy nostaa äänemme eh, rauhan puolesta, ihmisoikeuksien puolesta. Tämän nuoren naisen kuolema ei saa olla turha kuolema. Eh, näitä rohkeita ihmisiä on hyvin monia. He taistelevat oikeuksien puolesta. Älkää me jättäkö heitä yksin. He ovat todellinen islamilainen vallankumous ja Euroopan täytyy no, tukea heitä tässä taistelussaan demokratian puolesta. Kiitos. Arena. Yksi minuutti edustaja Arena, olkaa hyvä. Syrjintä, joka kohdistuu naisiin Iranissa, on jokapäiväistä elämää, kun nainen, varsinkin Sarai Kadarai, joutui vallankumous tuomioistuimen eteen. Me ymmärrämme, missä määrin naiset ovat jääneet ilman perusoikeuksia maassa. Vain puolelle väestöstä taataan oikeudet. Tällaista ei voi kestää. Tämä on kestämätöntä. Iran ei ole ainoa laatuaan. Voisin tässä luetella muitakin maita, jotka loukkaavat naisten oikeuksia tällä tapaa. Lista olisi kovin pitkä. Tarvitsisin enemmän kuin minuutin luettelakseni nämä kaikki. Iran on kuitenkin Euroopan unionin kumppani. Unioni on ollut tekemässä ydin asioita koskeva sopimus Iranin kanssa. Ja kun puhutaan naisten oikeuksista, niistä pitäisi puhua samalla, kun puhutaan ydinasioista. Meidän täytyy taistella kaikkien suurinta maailman epäoikeudenmukaisuutta vastaan epäoikeudenmukaisuutta, joka vie puolelta väestöstä oikeudet mitään naisilta. Thank you. One minute and Kiitos. Puolitoista minuuttia. Edustaja Benjan, olkaa hyvä. Uh, I, I, I've got the microphone. Uh, uh, Kiitos puhemies. Ihmisoikeustilanne Iranin islamistisessa tasavallassa on usein ollut kritiikin kohteena. Ilmaisuvapautta siellä rajoitetaan vakavasti. Viranomaiset ovat tukahduttaneet myös journalistien toimintaa ja ihmisoikeusaktivisteja. Vangitseminen, epäoikeudenmukaiset oikeuskäsittelyt ovat erityisen yleisiä etnisten vähemmistöryhmien parissa, kui keskittyen heihin. Kyse on suuresta osasta äh, väestöä, kurdit, tietyt arabit, äh, palokkoväestö. Nasarin Zagari Radcliffe on kaksoiskansalainen, hän on brittikansalainen myös. Hänet on laittomasti pidätetty Iraniin. Hän ei ole saanut oikeusapua kuukausi, kau, kuukausien aikana ja häntä syytetään vakoilusta epäoikeudenmukaisessa oikeuskäsittelyssä. Tapasin hänen aviomiehensä Richard Radcliffin hiljan. Olimme samassa kokouksessa Genevessä. Hän vaikutti äh, hyvältä mieheltä, joka rohkeasti kampanjoi vaimonsa vapauden puolesta. Geopoliittisemmin tilanteesta äh, Yhdysvallat veti tukensa pois äh, ydinsopimukselta ja toteuttaa sanktioita. Me taas haluamme tukea EU-sopimusta jos tämä nyt ei ollut sitten selkeä merkki Iranille siitä, että EU voisi olla mahdollinen yhtävä, vetoan Iranin, jotta se välittömästi vapauttaa kaikki päätöslauselmassa mainitut vangit ja pohtii uudelleen omaa ihmisoikeuspolitiikkansa ja erityisesti ilmaisuvapautta ja, ilma- ja sananvapautta. Näin voimme löytää perustan suhteittemme normalisoinnille. One minute. Kiitos. Yksi minuutti, edustaja Rivière. Merci, Kiitos puhemies. Kyllä, meidän täytyy tuomita kaikki nämä maat, jotka sortavat naisia. Kuten päätösomassa todetaan, kyse on Iranista, mutta myöskin Saudi-Arabiasta. Entä sitten Pakistan? Siellä Asia Bibia muun muassa on vainottu. Kaikki ne maat, jotka ovat allekirjoittaneet tai hyväksyneet sharia-lain, vievät naiselta oikeudet. Meidän täytyy tuomita tällainen. Rolf von der Leyen nimesi komissaarin, jonka tarkoituksena on suojata eurooppalaista elämäntapaa. Yksi suojelun tarve olisi suojata kokonaisen yhteisö sharjalailta ja sharjalain käytöltä Euroopassa. Tässä kontekstissa pitäisi ottaa pieniä askeleita pikkuhiljaa, mutta ilman, että nimetään todellinen ongelma sen oikealla nimellä. Me mahdollistamme naisten sortamisen suuressa joukossa maita. Thank you. One minute. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Kanko, olkaa hyvä. Your, your mic is not on. Mikrofoninne ei ole päällä. Dear colleague. Puhemies, kollegat, hän äh, piti jalkapallosta, ehkä oli myös äh, rakastunut johonkuhun ja piti tietystä ruuasta. Hänet tunnettiin myös sinisenä tyttönä. Äh, sininen oli hänen suosikki jalkapallojoukkueensa väri ja hän pyrkii menemään katsomaan mm, suosikkijoukkueensa peliä, mutta tämä ei ollut hänelle mahdollista, koska hän oli nainen. Kaksi viikkoa sitten hän poltti itsensä, sytytti itsensä tuleen äh, islamistisen äh, tuomioistuimen edessä. Äh, naisia pidätetään mielivaltaisesti, heitä vainotaan, kidutetaan. 32 naista on vuoden 2018 jälkeen pidätetty ja heitetty vankilaan, kun he ovat protestoineet pakollista huivin käyttöä vastaan ja samoin kaksoiskansalaisia on pidätetty muun muassa professori Jalali, joka on myös ollut Brysselin vapaassa yliopistossa vierailevana professorina. Lukuisat tekstit, neuvoston päätelmät ja muun muassa korkea edustaja ovat todenneet, että vuoropuhelu on ainut tapa, mutta se ei riitä. Tämä nuori nainen on kuollut, koska hän piti jalkapallosta. Jalalin kohdalla ei ole vielä liian myöhäistä. Hän on vielä hengissä ja moniin kohdistuu uhka. I would like to ask once again. Pyytäisin vielä kerran jäseniä kunnioittamaan puheaikoja. Seuraavaksi edustaja Rodriguez Palop, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos. Iranilainen tuomari tuomitsi kolme naista pitkiin vankeusrangaistuksiin sen jälkeen, kun heitä oli lyöty ja kidutettu. Ja heidän rikoksensa oli se, että he kieltäytyivät huivin käytöstä. Nämä naiset ovat käyneet taistelua monien naisten puolesta. Se, että naiset pakotetaan käyttämään huivia, kohdistuu yksinomaan naisiin. Ei ole mitään kulttuurista taikka uskonnollista syytä rajoittaa naisten oikeuksia tai esimerkiksi pakottaa heidät pukeutumaan tietyllä tavalla. On koko joukko mielivaltaisia pidätyksiä. Naisilla ei myöskään ole asianajaja oikeutta. Heillä ei ole oikeutta osoittaa mieltään Äh, nyt katsotaan, että ne naiset, jotka käyttävät huivia, ovat miesten äh, vallan alla äh, ja ne, jotka siitä kieltäytyvät, ovat suureksi vaaraksi miehille. Meidän täytyy puolustaa näitä naisia. Kiitos. Patton. Yksi minuutti edustaja Patton. Every day Nazanin... Joka päivä Sarani Radcliffe ja muuta brittikansalaiset virovat Iranin vankilassa Tämä tragedia. Iranin kädet ovat tahrentuneet. Amerikan sanktiot ovat johtaneet lupauksiin, lupauksia toteutettu. Iranilais, Iran on pommittanut myöskin öljytankkeria. Ja kun Yhdistön kuningaskunta pyytää EUlta apua tankkereiden suojamiseksi, EU on kieltäytynyt. Kyse on samasta kuin katsoisi, kuinka Pinokkia yrittää muuttua oikeaksi pojaksi. On niin helppoa hämätä ja huijata. Voisiko kuvitella, mikä katastrofi olisi, mikäli EU olisi oma armeija? Millainen EU-parlamentin par- Iranin valtuuskunnan jäsen kirjoitin heinäkuussa parlamentille ja pyysin, että Iranin valtuuskunta kokoontuisi hyvin nopeasti. Mitään vastausta en saanut. Yritin uudestaan. Ei mitään vastausta. 70 päivää on kulunut mutta parlamentin Iranin valtuuskunta ei vieläkään ole kokoontunut. 70 päivää Arasille ja monille muille iranilaisissa vankiloissa on melkoinen tragedia. Meidän kätemme ovat ryvettyneet tässä. Thank you. One minute, Mrs. Kiitos, edustaja Jones. Yksi minuutti. Your microphone. Thank you. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. komissionisen Tissan Naisten elämä on uhattuna monissa maissa. Tämän me tiedämme Iranissa ja äh, muualla. Äh, tu- vallankumouskaarti, oi, tuomiolaitos on tuominut naisia pienistäkin teoista, rauhanomaisista teoista. Äh, erityisesti ihmisoikeusaktivistit ovat olleet tuomiolla. Esimerkiksi se, että ei käytä huivia, osallistuu urheilutapahtumiin, kannattaa jalkapalloa ojentaa kukkia naisten päivänä. Monet kaksoiskansalaiset, joilla on EUn äh, kansalaisuus, ovat joutuneet kärsimään kovia seurauksia. Naisjournalistit esimerkiksi BBC Persialla ovat joutuneet äh, halverauskampanjan kohteeksi. Naisilta evätään äh, oikeusavun saanti, heitä pidätetään rauhanomaisessa mielenosoituksessa. Päätöslauselmassa on pitkä lista nimiä mukaan luettuna Nasarin Sakari Ratfakif, joka mainittu jo monen kertaan. Ihmisiä tuomitaan vuosikausiksi vankilan, he eivät saa oikeusapua tai sairaanhoitoa. Nämä ihmisoikeusloukkaukset ovat vakavimpia lajissaan ja meidän on tehtävä asialle jotakin. Iranin on taivuttava ja meidän on varmistettava, että naiset saavat nauttia omista oikeuksistaan missä tahansa nämä ihmisoikeustapahtumat tapahtuvatkin. Kiitos. Thank you. One minute. Kiitos. Edustaja Kudler, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies arvon kollegat. Hienoa, että että kaikki ihmisoikeusaktivistit, naispuoliset iranilaiset ovat osoittaneet rohkeutta ja he ovat rauhanomaisesti ryhtyneet pistämään kampoihin sille sorulle, jonka kohteeksi he ovat joutuneet. Ihan ilmaisun vapautensa on viety ja he kieltäytyvät käyttämästä pakollista islamilaista huntua. Sata naista on viime aikoina pidätetty näiden toimien vuoksi. He istuvat nyt vankilassa. Ainakin viisi heistä on sellaisia, joilla on myöskin EUn kansalaisuus, samalla kuin Iranin kansalaisuus. Heitä pidetään valtion vihollisina. He eivät saa oikeutta. Me pyydämme oikeutta ja sitä, että Iranin oikeus välittömästi ja ehdoittaa vapauttaa heidät. Jäsenvaltiomme, jotka toimivat Iranin seudulla, toivon mukaan tekevät kaikkeensa, jotta nämä henget, henkilöt saadaan pois vankilasta, varsinkin ne, joilla on kaksoiskansalaisuus. Meidän täytyy suojella heitä esimerkiksi vierailemalla vankiloissa, annatamalla julkisia lausuntoja ja toimimalla diplomaattisia väyliä pitkin, jotta heidät nopeasti saataisiin vapaaksi. Yksi minuutti. Edustaja Tovalieri, olkaa hyvä. Signor Presidente. Arvoisa puhemies, Iranissa syrjintä, painostus naisia vastaan – on tavallista sen jälkeen, kun on päätetty tukea Irania esimerkiksi internetissä eh, moraalipoliisia vastaan. Joku, joka päivä naiset kärsivät tästä. Eurooppa perustuu vapauden ja vastuun periaatteelle. Ei voi hyväksyä näitä ihmisoikeuksien loukkauksia. Poliittinen järjestelmä siellä on tekopyhä, arkainen ja käyttää islamia oman valtansa pönkittämiseen. Tämä fanatismi leviää myös eurooppalaisissa kaupungeissa ja näkyy naisten alistamisena vasemmisto väittää puolustavansa oikeuksia, ikään kuin kyse olisi jonkinlaisista etuoikeuksista. Me emme voi eh, hyväksyä sitä, että kulttuurinen monimuotoisuus typistyy. Solidaarisuus eh, Iranin naisten rinnalla Euroopan taholta koskee kaikkia islamilaisia naisia, jotka ovat myös täällä me länsimaissamme. Heidän vapautensa on myös eh, meidän tulevaa vapautta.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 Tämä on ikiaikainen valtakunta ja sitäkin suuremmalla syyllä meidän tulisi vaatia sitä kunnioittamaan naisia. Tämä on todellinen historiallinen paradoksi. 450 vuotta sitten hän naiset Iranissa mm, olivat tasa-arvossa pidemmällä kuin tänä päivänä. Heillä oli enemmän oikeuksia. Maa on ottanut aimoharppauksen taaksepäin. Tämä on hyvin surullista ja kun puhutaan naisten oikeuksista Iranissa, erityistä huomiota tulisi kiinnittää niihin naisiin, jotka asuivat, elivät eh, Iranissa ja jotka ovat sitten lähteneet, eh, katkaisseet ikään kuin eh, kahleensa. Osallistuin kerran näiden naisten tai tämän kaltaisten naisten järjestämään konferenssiin ja sillä oli kyllä se teki valtavan vaikutuksen minuun. Ja samoin sitten äh, kaksoiskansalaisten oikeuksia on suojeltava. Tämä on suuri ongelma. Yksi minuutti, edustaja Regner, olkaa hyvä. Dankeschön. 70 Kiitos. 70 prosenttia Iranin naisista vastustaa pukeutumissääntöjä maassa tutkimuksen mukaan. Iranin valtion oma tutkimuslaitos on tähän johtopäätökseen. Yhä useampi nainen vastustaa pakkohunnun käyttöä ja vaatii, että jokainen nainen saa itse päättää, mitä hän, miten hän pukeutuu ilman, että hän joutuu pelkäämään pidättämistä tai vainoamista. Kymmeniä naisten oikeus aktivisteja, mutta myöskin miehiä on tällä hetkellä vankiloissa tämän vuoksi. Rauhanomainen mielenosoittaminen on oikeus, joka täytyy ihmiset taata. Shaba Kordashari, Mokdan, Kashkwaras, Jasman Ariani ja Moniri Arabja ovat rauhanomaisesti osoittaneet mieltään Iranin pakkohuntua vastaan. 16 24 vuotta on heille langitettujen vankeusrangaistusten mitta. Tämä on kestämätöntä. Meidän täytyy vaatia näiden naisten oikeusaktivistien välitöntä vapauttamista. Thank you. One minute, miss... Kiitos. Yksi minuutti edustaja Kasbru, olkaa hyvä. Herr talman. Kiitos puhemies. Viime kuukausien aikana Iranin viranomaiset ovat entisestään pahentaneet naisiin kohdistuvaa vainoa Iranissa. Naisaktivisti Morgan Keshavi, Muuravi Arabshani ja Jasmana Ariani on pidätetty sen jälkeen, kun he jakoivat kukkia ilman huivia, ilman huntua muille naisille. Ja tätä pidettiin siis rikoksena. He jakoivat äh, kukkia. Itse ö, äh, olivat pukeutuneet äh, haluamallaan tavalla. 16-24 vuotta vankeutta sitten tästä Euroopan parlamentin täytyy yksimielisesti tuomita Iranin naisvihamielinen toiminta. Meidän on oltava kristallinkirkas ääni, joka vaatii naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Nyt on vuosi 2019. Kaikkien täytyy itse voida päättää omasta elämästään ja omasta ruumistaan. Kiitoksia. Thank you. One minute. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Vaimers, olkaa hyvä. Um. Kiitos puhemies. Ajattelee, että sisaresi polttaa itsensä hengiltä, koska hänellä ei enää ole elämän iloa, hallinto on sen tukahduttanut, tai että, että tyttäresi joutuu 80 vuodeksi vankilaan siksi, että hän ei halua pitää päällään huivia. Eh, ei. Eh, jopa meidän äh, äh, ulkoministerimme äh, pani huivin päähänsä maailman tasa-arvoisimman maan, kun hän kävi Iranissa vierailulla. Iranin ministerit taas Ruotsiin vierailulle saapuessaan kieltäytyivät kättelemästä ruotsalaisia nais, naisia. Siis, <laughs> siis, siis- tämä on aivan naurettavaa. Eh, Iranin naiset ansaitsevat koko maailman tuen. Meidän täytyy puolustaa länsimaisia arvoja näitä barbaarisia eh, rikkomuksia vastaan. Ja kyllä naisten täytyy voida olla muutakin kuin vain miehille mieliksi. One minute, Mr. Kiitos edustaja Kössä. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, Iranissa naisia sorretaan kaikilla, syrjitään kaikille yhteiskunnan osa-alueilla mukaan luettuna Iranin oikeuslaitos, sharia-laki, siellä langettaa tuomiota. pappien diktatuuri ja miesten ylivalta ja islamilainen fundamentalisti ja naisten viha rehottavat siellä. Vähemmistön oikeudet yhtä lailla ovat uhattuina. Iranilaisten Aktivistien kohtalo osoittaa, mille, miten hirvittävä maanjärjestelmä on. Kymmenen ihmisiä on vangittu ja naisia on tuomittu myöskin ruoskintaan, ruoskittaviksi siksi, että taistelut oikeuksien puolesta. Niin kauan kuin tämä papiston diktatuuri vallitsee ja naisia väkivaltaisesti sorretaan, niin kauan kuin ei ole rauhanomaista, niin kauan ei ole rauhanomaista rinnakkaiseloa Lähi-idän maiden välillä. Edustaja Austravicius, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. Chair, colleagues, Kollegat, puhemies, arvoisa komission jäsen. Ensin haluaisin osoittaa solidaarisuutta kaikille Iranian ihmis- Iranin ihmisoikeuspuolustajille. Minua koskettaa aivan erityisesti Iranin naisten rohkeus. He rauhanomaisella tavalla haluavat edistää oikeuksiansa antamalla toisille naisille kukkia maanalaisessa ja keskustelemalla heidän oikeuksistaan. Tavallaan tämä muistuttaa meidän omaa rauhanomaista vastustustamme neuvostomiehityksen aikoina. Me saimme vapauden aikaiseksi, mutta Iranin kollegat on tuomittu vankilaan mahdottoman pitkiksi ajoiksi. Ihmisoikeusrikkomukset, pelottelu, tukahduttaminen on ulottunut myös Iranin rajojen ulkopuolelle. Se aiheuttaa alueellista epävakautta, uhkaa taloutta ja turvallisuutta. Vetoan Iranin hallitukseen, jotta se kunnioittaisi perusoikeuksia, kansainvälisten ihmisoikeusstandardien ja kansainvälisten eh, maan allekirjoittamien sopimusten mukaisesti. Vetoan myös neuvostoon, jotta se arvioisi uudelleen Iran kantaansa ja harkitsisi mahdollisia lisäsanktioita. Kiitos. Thank you. One minute. Kiitos edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Naisten tilanne Iranissa on hyvin vaikea. He joutuvat taistelemaan perusoikeuksiensa puolesta. Kivittäminen on yksi teloitusmuoto, joka on sallittu Iranissa jos naiset, nainen raiskataan, uhria rangaistaan niin kuin tekijääkin, naisilla, naiset pakotetaan kantamaan kuntua ja ihmisoikeuspuolustajat, EU-kansalaiset mukaan lukien tuomitaan usein pitkin vankeusrangaistuksiin. Ja tekosyynä voi olla vaikkapa se, että on ollut yhteydessä EUn tai YKn tai median edustajiin. Jos maa haluaa tiivimmät suhteet Euroopan unioniin, niin sen täytyy kunnioittaa EU-kansalaisten oikeuksia. One minute. Yksi minuutti, edustaja Kutajar. Olkaa hyvä. Grazie, Chair. Il-mara ja... Kiitoksia puhemies. Naiset ovat ihmisiä, siksi naisilla on oikeuksia, joita he, heiltä voi kiistää. Olemme siitä, missä nainen asuu. Me uskomme oikeusvaltion periaatteeseen, siksi perusoikeuksia täytyy suojella kaikkialla. Silloinkin kuin niitä loukataan kaukana Euroopasta. Meidän täytyy ottaa huomioon ja kunnioittaa uskonnollisia eroja, kulttuurisia eroja, mutta ei niitä saa käyttää minkäänlaisena verokkeena sille tavalle, jolla iranilaisia naisia sorretaan. Aktivistit ja muut, jotka ovat taistelleet vapaan yhteiskunnan puolesta, ovat joutuneet kaltoin kohtelluiksi. Malta on pistänyt täytän Istanbulin pöytäkirja, joka estää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siksi olen sitäkin päättäväisempi yhdessä kollegoiden kanssa ja haluan vedota Iraniin, jotta Iran kunnioittaisi naisten oikeuksia ja ettei heitä enää syrjittäisi. Yksi minuutti, edustaja Rafael, olkaa hyvä. Madam Commissioner and dear members. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, äh, iranilaiset äh, naisten oikeuksia puolustavat aktivistit äh, katosivat ensin ja sitten heidät tuomittiin 16-24 vuoden vankeusrangaistukseen. Heidän rikoksensa oli se, että halusivat itse päättää, mitä pukevat päällensä. Ähm, miehet pelkäävät tasa-arvoa ja tämä viimeisin tapaus ei ole suinkaan ainutlaatuaan Translation, could you please start over? Nyt ei ole englannin tulkkausta, sanoo puhemies. Voisitteko aloittaa uudelleen? Mutta puhujahan puhuu englantia. I'll start again. So dear Madam Commissioner, Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, kolme naisten oikeuksien aktivistia tuomittiin 16-24 vuoden mittaisiin vankeusrangaistuksiin vain siitä syystä, että he itse halusivat päättää, mitä pukevat. Miehet pelkäävät naisia, jotka vaativat oikeuksiaan ja tasa-arvoa. Ja tämä ei, tapaus ei ole suinkaan ainut laatuaan. Iranin hallinto on rikkonut naisten oikeuksia tuhansia tuhansia kertoja. Naisia on tuomittu jopa kuolemanrangaistukseen ja vetoan teihin komission jäsen ja korkean edustajan, että tekisitte kaikkenne, jotta nämä rohkeat naisten oikeuksien puolustajat vapautettaisiin välittömästi. Ei naisia voi heittää vankilaan perusteena se, mitä heillä on päällään. Ei Iranissa eikä missään muuallakaan. Eivät miehet voi kertoa naisille, mitä heidän tulee pukea päälle. Kiitos. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Mr. Lopez Aguiar. Edustaja Lopez Aguiar, yksi minuutti, olkaa hyvä. De este debate habitual en el Parlamento Europeo tätä keskustelua mm, Euroopan parlamentin täysistunto torstai aamuisin käydään yhä uudelleen ja näin ilmaisemme kansalaisillemme ne arvot, joita puolustamme ja samoin ohjailemme Euroopan unionin ja komission ulkopolitiikkaa. Nyt kyseessä on päätöslauselma joka on sinänsä harvinainen, että Siinä täysin yksimielisesti tuomitaan järkyttävät jatkuvat, toistuvat ihmisoikeus naisten oikeusten rikkomukset Iranissa. Ja tässä nyt esimerkkinä tämä nuori nainen, joka teki poltto itsemurhaan, koska hänen oikeuksiaan ei kunnioitettu. Ja Euroopan unioni on ponnistellut Iranin ydinsopimuksen äh, säilyttämiseksi diplomaattia ja prioriteetit ovat näin voittaneet ja tämä päätöslauselma itse asiassa vahvistaa meidän moraalista auktoriteettiamme vaatia Iranilta ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien kunnioittamista. Kiitos puhemies. Thank you. One minute. Kiitos. Edustaja Daly, yksi minuutti. Thank you, President. And... Kiitos puhemies. Minäkin osoitan solidarisuutta naisia kohtaan, jotka taistelevat ihmisoikeuksien oikeuksensa puolesta Iranissa ja vaadin vangittujen naisten vapauttamista naisten, jotka ovat taistelleet oikeuksensa puolesta. Heillä täytyy olla oikeus pukeutua niin kuin he haluavat ja kerta kaikkiaan tuomitsen kuolemanrangaistukset varsinkin alaikäisten kuolemanrangaistukset. Minun täytyy sanoa, että tämä päätösosama teksti ei ole oikein tasapainossa. Ja juuri nyt tekstin sävy on erittäin tärkeä, varsinkin kun Iran on muutenkin ollut kansainvälisen huomion kohteena – tässä sanotaan, että Iran yllyttää sotaan Yhdysvaltain kanssa, mutta Yhdysvaltain totta, perui ydinsopimuksen ja aiheuttaa valtavia sanktioillaan hyvin paljon haittaa naisille ja lapsille. Tiedämme kyllä, että Iran täytyy muuttua. Ei ole ainoa. Muuttua sen täytyy. Iranissa, Iranin parlamentissa odottaisin olevan enemmän naisia, mutta tämä päätösasema teksti ei millään tavalla auta asiassa, ellei me hyväksy tarkistuksia, jotka liittyvät sanktioihin. Kelly. Edustaja Kelly, yksi minuutti. Puhemies, halusin yhtyä siihen, mitä monet puhujat ovat jo sanoneet. Iranin naisten tilanne on mahdoton hyväksyä erityisesti Euroopan unionin näkökulmasta katsottuna. Kun olin Iran valtuuskunnan jäsen edellisellä kaudella, teimme kovasti työtä pitäksemme ydinsopimuksesta kiinni. Meillä on tässä oma osamme, mutta kyllä tässä tarvitaan myös vastavuoroisuutta, niin kuin on sanottu. Naisille on annettava heidän vapautensa, miesten ei pitäisi kertoa naisille Iranissa, mitä heidän tulisi pukea päälleen. Sitten kollega Claire Deli puhui myös Yhdysvaltain vastuusta suhteessa Iraniin ja tähän ydinsopimukseen. Yhdysvallathan tästä sopimuksesta vetäytyi siitä huolimatta, että aiempi presidentti, presidentti Obama oli sopimukseen päässyt. Eli tämäkin täytyisi tuomita. Kiitos. Thank you. One minute, Mr. Äh, edustaja Habib, yksi minuutti. Thank you very much. I'm absolutely staggered. Kiitos paljon. Tämän aamun äh, keskustelu kyllä hämmentää minua kovasti. Euroopan äh, unionin merkittävin kumppani kumppani historiassa on ollut Yhdysvallat. Ja kun Yhdysvallat aivan oikeutetusti langettaa sanktioita Iranille, niin Euroopan unioni on pyrkinyt äh, vesittämään nämä sanktiot sanktiot huolehtimalla siitä, että ne voitaisiin kiertää. Onneksi tämä pyrkimys kuitenkin epäonnistui. Kesällä Yhdysvallat pyysi Euroopan unionin tukea, mutta EU vastasi kieltävästi. Heinäkuussahan brittialuksen iranilaiset ottivat panttivangiksi, kaappasivat. Näin ei varmaankaan olisi tapahtunut, jos EU olisi tukenut Yhdysvaltoja. Ja nyt täällä Euroopan unioni ei tee yhtään mitään tukeakseen maidemme merkittävintä liittolaista ja lisäksi te ette käytä kylliksi rahaa NATOon, mutta olette perustamassa uutta eurooppalaista puolustusjärjestelmää. Äh, siirtykää Yhdysvaltain rinnalle, priorisoikaa oikein. Thank you, one minute, Mrs. Ward. Yksi minuutti, edustaja Ward, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puhemies olen tavannut Richard Radcliffin. Hän on Nazarin Sakari Radcliffin aviopuoliso. Hän on kampanjoinut kolmen vuoden ajan, jotta hänen vaimonsa vapautettaisiin Iranin vankilasta. Hän on ollut myös aiemmin tämän vuoden aikana nälkälakossa solidaarisuusmielessä. Nazarin on yksin sellaisessa maassa, jossa ei tunnusteta hänen kaksoiskansalaisuuttaan ja hänet pakotetaan eristyksiin, ja hänelle on tulossa myös toinen tuomio. Nämä olot ovat epähumanit ja ne on saatava loppumaan. Nasarin on vanki ja myös saman tapaan Aziri on Britannian kansalainen ja hän on vangittuna. Kamil Amadi niin ikään kunnioitettu tutkija on hiljan pidätetty Iranissa ja syytteitä ei tiedetä. Kaksoiskansalaiset, eurooppalaiset kansalaiset eivät saa jäädä unohduksiin, mutta heitä ei saa myöskään vaarantaa huolimattomilla kommenteilla. Ikävä kyllä, Boris Johnson on antanut huonoja lausuntoja ulkoministerin ominaisuudessa. Me ansaitsemme kyllä parempaa. Thank you. Kiitos. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro komission sen Tissanille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet. Olemme sitoutuneita auttamaan ihmisoikeusaktivisteja, mukaan naisten oikeusaktivisteja Tämä on olennainen osa meidän ihmisoikeuspolitiikkaamme. Valitettavaa kyllä liian monessa maassa, mukaan luettuna Iranissa, naiset edelleenkin ovat uhattuina ja kaltoin kohdeltuina siksi, että ovat ihmisoikeusaktivisteja, vai, tai sitten siksi e, yksinkertaisesti, että he ovat naisia. Heitä halve, halvennetaan, heihin kohdistuu vihapuhetta, solvauksia, joita pelotellaan ja usein he joutuvat seksuaalisen väkivallan kohteeksi tai sitten he joutuvat vankilaan siksi, että he puolustavat perusoikeuksiaan. Tässä yhteydessä haluaisin ilmaista, kuinka äärimmäisen surullinen olen Saharin, Sahar Kodajärin kohtalosta, joka aiemmin tässä kuussa teki poltto itsemurhan kuultuaan, että häntä odotti vankeustuomio siitä, että hän olisi mennä katsomaan jalkapalloottelua. Hän kuoli sairaalassa vammoihinsa. Hänen traaginen kuolemansa oli hirvittävä osoitus ihmisoikeuksien loukkaamisesta naisten kohdalla. Ketään ei pidä pistää vankilaan siksi, että hän osallistuu urheilutapahtumaan. 8. toukokuuta on kansainvälinen naisten päivä. Euroopan unionin on silloin aika osoittaa kunnioitustaan niitä tavallisia naisia kohtaan kaikilla maailmassa, jotka ovat ainutlaatuisella tavallaan oman maansa historiassa ja yhteisöissään taisten naisten oikeuksien puolesta 8. toukokuuta tänä vuonna unioni sitoutuu, sitoutui siihen, että kaikille tytöille ja naisille pitää antaa oikeudenmukainen pääsy terveys- ja koulutuspalveluihin ja myöskin taloudellinen voimaannutus. Me emme ikinä lopeta taistelua todellisen tasavertaisuuden puolesta Euroopan unionissa, Euroopan unionin ulkopuolella sen varmistamiseksi, että kehitys etenee. Ihmisoikeudet, ihmisoikeusaktivistit ja naisten oikeusaktivistit, heidän asemastaan huolehtiminen on osa meidän työtämme Iranin kanssa. Ihmisoikeusvuoropuhelun kautta voidaan tehdä kahdenvälistä yhteistyötä kumpaakin osapuolta kiinnostavilla osa-alueilla. Euroopan unioni on jatkuvasti ottanut aina esiin ihmisoikeuskysymykset näissä yhteyksissä. Olemme säännönmukaisesti käyneet vuoropuhelua maan viranomaisten kanssa ja todenneet, että ihmisoikeusaktivisteja ja etenkään naisaktivisteja ei saa alistaa sortovallalle tai vankeusrangaistuksille. Vuoden 2012 Saara-palkinnon saaja Nazirin tuomittiin pitkään, pitkään vankeustuomion siksi, että hän oli peräänkuuluttanut perusihmisoikeuksia. Olemme jatkossakin hyvin äänekkäitä näissä asioissa. Kansainvälisellä foorumilla mukaan luottuna YK ihmisoikeusneuvostossa olemme puolustaneet naisten ja tyttöjen oikeuksia. Todennäköisesti näillä tulee olla merkittävä asema myöskin Iranin, Iranin raportin laatimisen yhteydessä marraskuussa – Irlannin koskevan raportin laatimisessa marraskuussa. Olen erittäin tietoinen siitä, että keskustelussa on, ovat olleet mukana myöskin EUn Iranin kaksoiskansalaiset. Nyt täytyy olla selvillä siitä, että henkilöiden pidättäminen, joilla on esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan ja Iranin kansalais, kuten Radcliffein tapauksessa, ja kun pidättämisen perusteena on heidän kansallisuutensa. Tämän vastoin kansaisoikeuksien yleissopimusta, jonka Iran on allekirjoittanut ja josta se on lupautunut pitämään kiinni. Mikäli kaksoiskansallisia pidätetään, tämä on selkeästi vastoin sitoumuksia, jotka on annettu sitoumuksia, jonka mukaan ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää tai pitää vangittuna. Euroopan unioni tulee jatkossakin peräkuluttamaan sitä, että kaikki EUn ja Iranin kaksoiskansalaiset vapautetaan ja myöskin Iranin kaikki ihmisoikeusaktivistit. Vaadimme myöskin, että Iran varmistaa sen, että ketään ei pidetä vangittuna mielivaltaisesti ja että vankeja ei alisteta minkään tyyppiselle kaltoinkohtelulle. Vangeilla täytyy olla myöskin pääsy tai mahdollisuus saada lakimies ja myöskin lääkinnällistä hoitoa. Voin vain jälleen kerran todeta, tai voin vain jälleen kerran kiittää teitä tästä keskustelusta. Me saamme kannustusta työllemme siitä, että Euroopan parlamentti on tästä asiaa pitänyt merkittävänä. Jatkossakin teemme yhteistyötä teidän kanssanne, kun taistelemme ihmisoikeusaktivistien puolesta kaikkialla maailmassa. Kiitos komission jäsen. Olen saanut kuusi päätöslauselman luonnosta tämän keskustelun päätteeksi. Seuraavista poliittisista ryhmistä ECR, Vihreät, EFA, SD, Renew, GUE, NGL ja EPP. Keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta tänään. Keskeytän istunnon Jatkamme kello 12 äänestyksellä. Istunto jatkuu. Nyt pyydän teitä asettautumaan paikoillenne. Von der SD-Fraktion. SD-ryhmä on äh, ilmoittanut puhemiehelle muutoksesta. Valtuuskunta nimitykseen äh, Juosas Olekas äh, tulee nimitetyksi Sven Mikserin sijaan Euronest parlamentaariseen yleiskokoukseen. Tämä päätös astuu voimaan välittömästi. Puheenjohtajakokous oli hieman tavanomaista pidempi äsken, siksi aloitamme muutaman minuutin myöhässä. Puheenjohtajakokouksessa käsiteltiin komission ja sen ehdokkaiden kuulemisia. Nyt puheenjohtajakokous on kuuleman mukaan päättynyt ja sehän on tässä hyvin lähellä pienen kävelymatkan päässä. Näin ollen odottelen vielä hetken ja teille uusille edustajille erityisesti ähm, haluan kertoa, että usein on niin, että kollegat... Äh, ai niin, minä muuten tarvitsen oman äänestyskorttini. Saanko pyytää? Niin, äh, usein kollegat eh, vetäessään äänestyskortin pois koneesta kiireessä, niin muistuttaisin teitä, että jos te vedätte kortin pois äänestyskoneesta ennen kuin äänestys on päättynyt, eh, niin teidän eh, äänenne ei ole laskettu ääni esimerkiksi nimenhuutoäänestyksissä. Sitä ei näin ollen lasketa ja tällähän voi olla sitten muitakin vaikutuksia, joten pyytäisin, että että pidätte äänestyskortin laitteessa siihen asti, että äänestys on kokonaan päättynyt. No niin, ja ensimmäinen ryhmän puheenjohtajakin jo on saapunut saliin, mutta vihreät ovatkin varmaan tulleet juoksujalkaan. No nyt tuolta nuo muutkin ovat tulemassa, että että äänestykset voivat alkaa. Ensimmäinen äänestys ei ole nimenhuuto äänestys. Turkin tilanne erityisesti valittujen pormestarien erottaminen. Ensin äänestämme päätöslauselmaesityksestä kokonaisuutena. Äänet puolesta. Äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eli tämä oli siis ECRn ehdotus. Sitten viiden ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys. Tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 3. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Sitten tarkistus 1D puolesta vastaan tyhjä hylätty. Päätöslauselma näin muuttamattomana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja muut päätöslauselmaesitykset raukeavat. Seuraavaksi siirrymme Myanmariin, erityisesti Rohingaväestön tilanteeseen kuuden ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys Tarkistus yksi siihen. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt teksti kokonaisuutena puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty mielestäni, mutta tyhjiä ääniä oli niin paljon, että tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ei siellä tyhjäkään ole. Onhan niitä toki koko joukko. Seuraavaksi Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EUn kaksoiskansalaisten tilanne. Viiden ryhmän yhteinen päätöslauselmaesitys. Siihen tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty päätöslauselma näin muutettuna. Äänestys on alkanut, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta. Kuuden poliittisen ryhmän yhteinen päätöslauselmaesitys. Äänestämme siitä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle. Yhteinen päätöslauselmaesitys viideltä poliittiselta ryhmältä. Ensin kappale kolme, alkuperäinen teksti. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kappale neljä. Tähän on ilmoitettu suullisesta tarkistuksesta kollega Festiltä. Haluatteko esitellä tämän? Olkaa hyvä. Yes, now. Meine Damen und Herren, ein... Hyvät naiset ja herrat, eurooppalainen kulttuuri tai muistiperintö jossa puhutaan, on teksti, jossa puhutaan totalitarismista, mutta ei juutalaisista, mutta romanit, seksuaalivähemmistöt ja niin poispäin. Kollegat, tässä kyse ei ole nyt mistään perustelusta. Teidän on tarkoitus muotoilla meille suullinen tarkistuksenne. Muulle tässä puheenvuorossanne ei ole tilaa. Mikrofoni. Ei tämä ole äh, kollegan syytä äh, suinkaan. Minä suljin mikrofonin, Pankaakapa se päälle. Ehdotan seuraavaa muutosta kohtaan neljä ja nimenomaan äänestyshosen tähän. Euroopan parlamentti ilmaisee syvän kunnioituksensa niitä miljoonia juutalaisia holokaustin uhreja kohtaan, joka johti Israelin valtion luomiseen ja saman muistamme kaikkia muita totalitaarisia totalitaaristen hallintojen uhreja. Nyt vi- vi- viittasin vihreisiin, sosiaalidemokraattisiin ja muihin antisemitteihin. Toivon, että selkeästi ilmaisitte, miten suhtaudut tähän tarkistukseen. Sitten tiedämme ainakin, kenen kanssa olemme täällä tekemisissä. Herr Kollege. Kollega, minä tuossa jo sulin teidän mikrofoninne puheenvuoronne viittaus lopussa oli täysin tarpeeton ja pyydän nämä tällaisista luopumaan jatkossa. Sitten kollega Melchior, olkaa hyvä. Uh, Rules of procedure? Työjärjestyspuheenvuoro. It's a procedural question. Kyllä, menettelytapaan liittyvä kysymys tulkeilla ei ole aikaa äh, tulkata puhujaa ennen kuin äänestykset päättyvät. Saksankielinen puhuja voi ymmärtää, mistä me äänestämme, mutta me muut. Sitten missä me nämä äänestykset, jos hieman ei nyt hiljennetä tahtia? Also, Frau Kollegin, lassen Sie... Arvoisa kollega, mennäänpä nyt asiat järjestyksessä tässä. Ensinnäkin kollega Festin suullinen tarkistus eh, ja siihen liittyvä nimenhuutoäänestys toimitetaan, mutta ennen kuin tätä voidaan toimittaa, minä kysyn, vastustaako joku tuota suullista tarkistusta? Ei näytä vastustavan, joten näin me toimitamme äänestyksen tästä suullisesta tarkistuksesta. Hyvät naiset ja herrat, me olemme tässä hyvin nuori parlamentti vielä ja meillä on siis mahdollisuus tehdä suullisia tarkistuksia. Työjärjestyksen mukaisesti nämä suulliset tarkistukset äh, eivät äh, Niistä ei keskustella täällä, vaan puhemies kysyy, että vastustaako joku suullisesta tarkistuksesta äänestämistä. Jos 40 kollegaa nousee seisomaan ja vastustaa tästä äänestämistä, siinä tapauksessa ilman keskustelua tästä äänestetään. Parahin kollega tässä nyt, kollega Herbst, kollega Herbst, ei vaan Fest, korjaa puhemies, kollega Fest, korjaa puhemies. Parahin kollega Fest siellä. Ja dann sitzen. No laittakaa nyt ne luurit päähän sitten, niin kuulette. Kollega Fest, sallitteko, että kysyn vielä toista kertaa kuka vastustaa suullista tarkistusta, koska ilmiselvästi kollegat eivät tunne tätä menettelyä. Kollega Fest, minkä oikein hyvin ymmärrän, katsoo, että tämä ei ole reilua kysyä kahta kertaa, siksi me äänestämme nyt tästä suullisesta tarkistuksesta nimenhuutoäänestyksellä. minä sallin nimenhuutoäänestyksen tähän suulliseen tarkistukseen. Näin me nyt toimimme. Siellä on vielä työjärjestyspuheenvuoro Kovacevilta. Uh, Olen hieman yllättynyt, koska nimenhuutoäänestyksissähän yleensä uh, tarvitaan muutaman päivän varoaika. Miksi nyt suullisesta tarkastuksesta sitten hyväksyttäisiin nimenhuutoäänestys? Kiitos. Ja, Kollega Kovacev, minä olen viimeiset kolme vuotta syventynyt työjärjestyksemme ja tunnustan, etten kaikkea osaa ulkoa minäkään, mutta tämän asian luonteeseen kuuluu, että ei voi pyytää nimenhuutoäänestystä suulliseen tarkistukseen, joka tehdään samana päivänä samalla hetkellä, joten mielestäni tämä on spontaanisti oikea päätös tehdä, että jos suullisesta tarkistuksesta toimitetaan äänestys, joka, johon liittyy nimenhuutoäänestys, näin toimitaan. Näin minä olen nyt päättänyt ja näin me nyt toimitaan toimimme. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Haben alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Gibt es noch Onko sellaisia työjärjestyspuheenvuoroja, jotka eivät vielä hoituneet, ei ole, joten kappale 6 alkuperäinen teksti, niin mehutoäänestys on alkanut. Voisivatko teknikot avata äänestyksen? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten äh, alkuperäinen äh, kappale 12 kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten vielä kappale 20, siihen tarkistus 1. Tähän on suullinen tarkistus kollega Pytikofferilta. Kiitoksia paljon puhemies. Tähän tarkistukseen tulee, joka SND-ryhmä on tehnyt, ehdotaisin suullista tarkistusta. Minä luen teille nyt tämän ääneen englannin kielellä. SND-ryhmän tarkistus on seuraavan kaltainen. Nyt siteraan. ja että teho, käytännössä kiellettäisiin neofasistiset ja neo uusnatsijärjestöt, säätiöt ja jär, muut, jotka jollakin tavalla ihanoivat natsismia ja fasismia. Lisättiin sinne tekstiin tai mitä tahansa muuta totalitarismin, totalitarismin muotoa. Gibt es dagegen ein... Vastustaako joku sitä, että äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta? Ei, joten me äänestämme tarkistuksesta näin muutettuna. Ich sehe bisher 24 Kollegen. 24 ääntä tässä mennessä. Se ei riitä, koska tarvitsemme 40 vastalausetta kautta, joten äänestämme tarkistuksesta yksi näin suullisesti muutettuna ja vielä nimenhuuto äänestyksellä. Ja se on nyt alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätöslausumaesityksestä kokonaisuudessaan näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, nyt äänestämme rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta. Neljän ryhmän yhteinen päätöslauselmaesitys tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten tarkistus 3. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten tarkistus 4 nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Parhaat kollegat, ennen kuin toimitamme loppuäänestyksen, Palaan vielä kollega Melchiorin äskeiseen puheenvuoroon tästä äänestysnopeudesta. Me pyrimme tehokkuuteen ja sujuvaan äänestämiseen. Aina lainsäädäntökauden alussa havaitsemme, että kollegat valittavat, että tämä tapahtuu liian nopeasti ja lainsäädäntökauden lopussa valittavat, että äänestämme liian hitaasti. Minä voin vakuuttaa teille, että minä tässä normaalia tempoani jo hiukan hillitsin, tässä hieman jarruttelin. Ja olen aivan varma siitä, että että muiden varapuhemiesten ja minunkin kanssani jatkossa tulette joten kuten pärjäämään. Kyllä tämä tästä. Ja loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toivotan nyt kaikille hyvää ruokahalua, hyvää matkaa niille teistä, jotka lähdette jo kotimatkalle. Ja pyydän, että poistutte salista nopeasti, jotta ne kollegat, jotka haluavat äh, lukea äänestysselityksensä, sen voivat tehdä ja kuulijat häiritsemättä heitä kuunnella. Ah, der deutschen Präsidentschaft vielleicht. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, nyt joudun kyllä esimerkiksi kollega Kasparia äh, pyytämään ja samoin kollega Sayeria pyytämään poistumaan ja pannaan ihan nämä sitten sinne pöytäkirjaankin merkille. Sama koskee kollega Hänäniä. Hänkin siellä keskustelee kolmen kollegan kanssa, jotka oikeastaan haluaisivat poistua. Rouva Inetfeldt. Oken. Hänkin. Ja, ja edustaja Bytikoffer. Kollega Kaaler tekin. Kollega Liise. Kollegat Liise, Linz, kollega Kovacev. Kaiken kaikkiaan äänestysselityksiä kuullaan 20. Ensin lähdemme liikkeelle kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta. Edustaja Soidrova, odottakaa ihan pieni hetki vielä. Explanation, Könnten die Saaldiener hier auf der rechten voitaisiinko sieltä oikealta nyt vielä saada salia tyhjenemään? Edustaja Soidrova. Vážení kolegové, jsem ráda, že Evropský parlament se jasně postavil. Kiitoksia puhemies. Selkeästi vastustin äänestyksessä eläinten ja kasvien ja muiden patentoitavuutta. Kun on kyse klassisista kasveista esimerkiksi, olemme saaneet komissiolta ja neuvostolta sen suuntaisia merkkejä, että nyt pitäisi selventää niitä koskevaa juridista oikeudellista tilannetta. Euroopan patentti viranomaisen pitäisi varmistaa, että oikeusvarmuus toteutuu. Muuten voitaisiin va- täytyisi voida vapaasti ei käyttää kasvieläinmateriaalia tutkimukseen. Siksi patentoitavuus on huono asia. Tästä syystä minä tuin tätä tekstiä, tulki korjaa. Tuin tätä tekstiä ja haluan todellakin, että tämä juridinen tilanne, oikeuden tilanne selvitetään. Kiitokset kollega Soidrovaa. ECR-ryhmän edustaja pyytäisin nyt poistumaan salista. Kollegat, kollegat, saanko pyytää olisi kohteliasta, jos poistuisitte välittömästi tästä salista, jos ette halua istuutua kuuntelemaan. So, thank you. Herr Kollege Polczak. Kiitoksia ja sitten edustaja Polczak. Předsedo za udělení slova a zjednání pořádku v této sněmovně. Kiitos puhemies Heti aluksi halusin selittää, minkä takia tuin tätä tekstiä. Se, että myönnettäisiin patentteja olennaisesti biologisille menetelmille liittyy siihen, että patentoitavuushan täytyy perustella meidän on pystyttävä suojelemaan tekijänoikeuksia ja liitännäisoikeuksia. Tämä on erityisen tärkeää. Täytyy pystyä osoittamaan, mitkä ovat ne yleiset hyödyt, jotka liittyvät esimerkiksi kasvimateriaalin saatavuuteen. Sen takia tämä päätöslauselma on sellainen, jota minä olin tukemassa. Täytyy myös oikeusvarmuutta vahvistaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ritchie. Um, Kiitos puhemies. Elävien organismien patentoitavuus on suorastaan järkytys minulle, koska olen kovin naivi. Olen järkytynyt siitä, että resursseja ja siemeniä, joita on kehitetty ja jotka ovat olleet julkisessa yleisessä käytössä, näitä voivat suuret yritykset patentoida. Tämän tiedon täytyy olla myöskin pienviljelijöiden ja kasvinviljelijöiden käytössä. Viljelijöiden täytyy voida käyttää tätä tietoa hyväkseen, ja varsinkin usein on kyse ristiriidasta yritysten ja paikallisasukkaiden alkuperäiskansojen ja heidän oikeuksinsa kanssa, ja tämä saattaa olla vastoin myöskin turvaa. Suuret monikansalliset yritykset käytännössä varastavat tiedon, joka liittyy luonnonkasveihin, luonnonkasveihin, joita paikalliset ihmiset ovat käyttäneet vuosisatoja. Ilman heidän tietoa, ilman te tietävät asiasta, heidän perinteisessä kasvinsa sitten patentoidaan. Kiitokset teille ja seuraavaksi kollega Olekas, olkaa hyvä. Puhemies, kasvien moninaisuus antaa meille mahdollisuuden kehittää uusia kasvilajeja, lajikkeita. Tämä moninaisuus ei kuitenkaan riitä uusien lajikkeiden kehittämiseen ja moninaisuuden suojelemiseen, vaan tarvitaan myös uusia innovaatioita ja saavutuksia, tuloksia tällä alalla. Tämä on tärkeää elintarviketuotannon kannalta. Me tiedämme myös, että patentointi eh, toki voi olla tarpeellista ja tärkeää, mutta kyllä täytyy myös myöntää tiettyjen siementen käyttömahdollisuus. Siemeniä esimerkiksi voidaan käyttää jatkojalostukseen. Jalostajat eivät voi olla riippuvaisia patentin omistajasta, patentin haltijasta. Ja katson, että emme voi antaa geneettiselle materiaalille patentteja. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitokset kollega Olegas ja sitten vielä kollega hänen. Thank you, Mr. Deputy. Kiitoksia arvon varapuhemies. Kasvin jalostuksessa tapahtunut edistys ja teknologisessa tapahtunut kehitys on ollut erittäin tärkeää tämän vuosisadan kannalta. Pystymme paremmin ja paremmin ja enemmän ja enemmän saamaan pienestä maantilkusta tuottoa, satoa. Vuosista sitten tämä olisi ollut suorastaan mahdotonta ruokkien valtavaa ihmismäärää. Ja suuri määrä ihmisiä olisi kuollut nälkään, mikäli 70- ja 80-luvulla tehtyjä keksintöjä ei olisi tehty. Nyt pystymme elvyttämään metsää ja myöskin uhanalaisia lajeja, koska pystymme ruokkimaan pienemmällä maa-alalla ihmiskunnan. Euroopan unionin pitäisi edistää tätä teknologiaa, mutta niin kuin usein käy, poliitikot ja heidän intressinsä johtavat siihen, että geenimuuntelussa esimerkiksi jäämme jälkeen. Iso-Britannia on etu nenässä tässä teknologiassa ja nyt se on eroamassa EU-sta. Pelkään, että jäämme tämän vuoksi jälkeen. Kiitokset äh, teille. Näin olemme kuulleet, että kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus puheenvuorot. Seuraavaksi sitten Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle. Ensimmäisenä kollega Bilde, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Tämä osittainen päätöslauselma ei kunnioita totalitarismin uhrien muistoa. Ensinnäkin on selvää, että viimeisimmän maailmanlaajuisen konfliktin muistoa käytetään väärin poliittisesti – Unioni ei voi varmistaa legitiimisyyttään kansanparissa tätä kautta. Vaaleista toisiin kansalaiset hylkäävät perinteiset puolueet ja vaara on uhattuna. Kansa ei ole kiitollisuuden velassa Brysselin demokraateille, vaan Yhdysvalloille ja kenraali de Gaulleille omasta vapautuksestaan. Historia huokuu tämän tekstin riveiltä, mutta se ei kuitenkaan voi pelastaa niitä, jotka antoivat henkensä Euroopan puolesta. Tässä väitetään, että tuomitaan diktatuurit, mutta toimitaan kuitenkin itse samalla tavalla. Ja tämä autoritariivinen kehitys on entistä ilmeisempää. Kiitos. Kiitokset kollega Pilde. Seuraavaksi kollega Zampatski. Колеги, подкрепих резолюцията в паметта на жертвите на тоталитарните режими. Kiitos kollegat. Minä tuin tätä päätöslauselmatekstiä, koska uskon historialliseen muistiin, niin kuin äh, muutkin. Äh, ei demokraattiset hallinnot myös bolsevikkien äh, aika on muistettava. Eurooppa oli bolsevikkien tukahduttavan hallinnon alaisena 50 vuoden ajan. Ja kun ajatellaan vaikkapa sirpiä ja vasaraa, jotka ovat epädemokraattisia, nekin tulisi ja niiden käyttö kieltää. Kiitos. Kiitokset Seuraavaksi kollega Olekas. Olkaa Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Minä olen yksi harvoja täällä salissa, joka syntyi perheeseen, joka oli karkotettu. Me tarvitsemme paremman tulevaisuuden Euroopalle. 80 vuotta sitten iso isillämme oli samoja toiveita ja haaveita, mutta kaksi tyrannia täysin tuhosivat tämän kaiken allekirjoittaman salaisen pöytäkirjan, joka johti sitten toisen maailmansodan syntymiseen, joukkokarkotuksiin ja holokaustiin. Minun vanhempani ja isovanhempani, samoin kuin kymmenet tuhannet muut liettualaiset kuljetettiin karjavaunuilla Siperiaan. Minä synnyin Siperiassa kymmenen vuotta sodan jälkeen. Me taistelimme vapaudestamme Tällä salissa. On ihmisiä, jotka eivät tiedä niinkään paljon siitä, mitä tapahtui rauta ripun takana, mikä luomme oikeutta lapsillemme ja lastenlapsillemme, mikä luomme luolla oikeudenmukaisemman Euroopan. Meidän täytyy estää tällaisia, tällaista tapahtumasta enää jatkossa ikinä. Kiitos kollega Olekas. Mikrofoni on katkaistu. Seuraavaksi sitten kollega Fox. Minä äänestin tätä tekstiä vastaan ei siksi, ettenkö välittäisi historiallisesta muistista. Minä välitän liikaa historiallisista tosiasioista ja muistista, enkä näin ollen salli, että Euroopan unioni käyttää niitä tällaisen oman revisionistisen agendansa ajamiseen. Euroopan historiaa ei voi kaapata vain EUn historiaksi. Kun puhutaan vaikkapa fasismista tai holokaustista, niin kuinka voi olla, että juutalaiset unohdettiin tästä tekstistä? Tämä on vain EUn federalismin ja laajentumispyrkimyksen uusi ilmenemä tämä teksti? Entäpä Euroopan taide, filosofia, vap- mielipiteen vapaus, kansallinen itsemääräämisoikeus ja demokratia. Nuo arvot tämä parlamentti unohtaa. Siksi minä vastustin tätä tekstiä, joka oli puhdasta poliittista propagandaa. Kiitos. Kiitokset kollega Fox. Sitten kollega Palmer. Thank you, Mr. Vice President. Kiitos, varapuhemies päätöslauselman yksi tärkeimmistä lauseista on saanut todistuksen parlamentissa tänään. Minä tuin tekstiä. Me haluamme varmistaa, että nuoret sukupolvet tietävät ja ymmärtävät, mitä on tapahtunut Euroopan pimeimpinä hetkinä. Kun äänestämme tästä päätöslauselmasta, haluan erityisesti kunnioittaa äh, holokaustikeskuksen työntekijöiden tekemää työtä ja säätiön työtä, jotka tekevät tärkeää työtä siinä mielessä, että nuoret, opiskelijat, koululaiset ymmärtäisivät, mitä on tapahtunut ja ymmärtävät oman roolinsa ja voivat toimia ennakkoluulia ja vihaa vastaan. Erityisesti haluan kiittää niitä, jotka ovat selvinneet holokaustista ja jotka tänä päivänä haluavat henkilökohtaisesti varmistaa, että me kaikki, erityisesti nuoret, ymmärtävät sen merkityksen, mitä on tapahtunut. Näin me kaikki voimme varmistaa, että kun sanomme ei koskaan enää, todella tarkoitamme sitä. Kiitokset kollega Palmer. Seuraavaksi kollega Vintse elnök úr képviselőtársak európának emlékeznie. kiitoksia puhemies hyvät naiset ja herrat euroopan täytyy muistaa jotta hirmuteot jotka tehtiin 1900 luvulla eivät enää toistu olipa sitten kommunismista tai fasismista keski-euroopan maat kärsivät fasismin iken alla ja sitten 50 vuotta kommunismin iken alla. Minun sukupolveni vain osittain oli Romaniassa kommunistisen ikeen alla, mutta isäni ja isoisäni sukupolvi kärsi sitäkin enemmän, kun on kyse historisista kirkoista ja muusta omaisuudesta, joka riistettiin. Tätä pala- omaisuutta ei vieläkään ole palautettu, vaikka tätä on valtiollisella tasolla vaadittu. Meidän täytyy muistuttaa valtion viranomaisia siitä, että niiden täytyy kunnioittaa lakeja. Keski-Euroopassa on 50 vuotta jääty jälkijunaan, kun ajatellaan ihmisten mentaliteettia. Kohesiorahastot voisivat auttaa tässä asiassa, mutta tarkoituksena on se, että ikinä enää ei saa tapahtua tällaista, ja meidän täytyy säilyttää perintäämme tuleville sukupolville. Kollegi Hook. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Hook. Kiitos puhemies. Mielelläni tuin tätä päätöslauselmaa, jotta muistaisimme totalitarismin uhreja. Monille meistä tämä on henkilökohtainen asia. Minun vaimoni isoisä selvisi Auschwitzista ja on järisyttävää, että tilanne olisi voinut olla aivan toisenlainen ja vaimoani ja tytärtäni olisi olemassa. Oma iso isäni oli laskuvarjomies ja oli sodassa mukana. Hän oli torjumassa pommien tuhoja. Me eurooppalaiset olemme historian ja muistojen yhdistämiä ja olemme päättäväisiä, kun haluamme parempaa tulevaisuutta. Minulla on yksi varaus. Äänestin kuitenkin päätöslauselman puolesta. Päätöslauselmassa puhutaan vain eurooppalaisten brutaaliudesta muita eurooppalaisia vastaan Euroopan mantereella. Historian painolastina on se, että eurooppalaiset ovat syyllistyneet julmuksiin myös muualla. On sellaisia eurooppalaisia, joiden isoisät, esi-isät tulivat äh, Aasiasta ja Afrikasta. Täytyy muistaa, että kaikkia julmuuksia täytyy muistaa. Kaikki esi-isät ovat tärkeitä. Eurooppa on osa maailmaa. Kiitokset kollega Huk. Seuraavaksi vuorossa olisi ollut äh, kollega Terts, mutta hän ei ole paikalla, joten puheenvuoro saa kollega Hänän. Olkaa hyvä. Kiitoksia varapuhemies. 80 vuotta sitten puoli miljoonaa punaisen armeijan sotilasta ää, yllätyshyökkäyksellä marssivat Puolaan. Ensin väitettiin, että he tulivat auttamaan slaaviveljään natseja vastaan, mutta heidän tarkoituksensa tuli pian selväksi. Kaksi kenraalia, Kurnian ja Grevesen pitivät rinta rinnan yhteisen marssin, jossa neuvostojoukot kutsuivat myös saksalaiset toimittajat paikalle juhlimaan voittoa kapitalismista. Ja tämä natsien ja neuvostoliiton yhtein, yhteistyö on esimerkki, joka tulee muistaa. Puhuttiin siitä, että että puna-armeija vapautti meidät, mutta hehän olivat samalla puolella lähes kolman, kolmassa osan ajasta tuon konfliktin aikana, siis puna-armeija ja natsit rintarinnan. Kiitokset hänen. Äh, mikrofoni suljettiin ja nyt Rouva Sanoka. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, vaikkakin olisin voinut puolta tiettyjä kohtia siinä. Minä Vastustan sitä, että natsit ja toisaalta kommunistit asetetaan tässä äh, samalle tasolle. Paholainen on vain yksi ja ainoa, ja äh, ainoa paholainen tässä ovat natsit. vastustan sitä tapaa, millä suhtaudutaan toiseen maailmansotaan äh, nimenomaan tässä päätöslauselmassa. Mitä on tapahtunut niille kahdenvälisille sopimuksille, joita tehtiin ennen vuotta 1939? Minun oma perheeni on joutunut uhrautumaan natsismin edessä ja oma perheeni on kärsinyt karkotuksista, mutta vielä kerran toistan sen, että paholainen on yksi ja ainoa, nimittäin natsismi ideologiana. Kiitos. Kiitokset kollega Stanoka ja viimeisenä kollega Ward. Uh, thank you. Kiitos puhemies. Kulttuurivaliokunnan jäsenenä viimeisten viiden vuoden ajan ja nyt kun olen valiokunnan varapuheenjohtaja, olen aina mer- todennut, kuinka tärkeää on muistoperintö, olipa sitten Erasmus Plus tai eurooppalaiset solidarisuusjoukot tai luova Eurooppa-hankkeet. Kyse on tärkeästä asiasta. Äitini serkku Kenny Chaplin on haudassaan Pohjois-Ranskassa. Hänet ammuttiin alas, kun hän taisteli rauhan puolesta lentojoukoissa. Euroopalla ei ole varaa uuteen maailmansotaan aineellinen ja inhimillinen hinta edellisestä oli liian suuri. Meidän täytyy kautta Euroopan pyrkiä rauhan ja vakauteen yhteisten pyrkimysten kautta, yhteistyön kautta, jota toteutetaan Euroopan valtioiden välillä. Viime vuosisadan eri merkityistä vaiheista pitäisi tiedottaa ja valistaa, kertoa kaikille Euroopassa. Suvaitsevaisuus, keskinen ymmärrys, kulttuurin vuorovaihto – ja rinnakkaiselo ovat tärkeitä. Kiitokset. Näin olemme kuulleet äänestysselitykset Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle ja nyt äh, siirrymme kuulemaan äh, äänestysselitykset rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta. Edustaja Šojdrova. Dámy a pánové, Kiitos. Minä tuin tätä päätöslauselmaluonnosta rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta tässä kyse on erityisen tärkeästä aiheesta. Panaman paperit meillä on muistissa. Me tiedämme, kuinka vaikeaa on taistella rahanpesua vastaan. Kymmenen eurooppalaista maata ei ole vieläkään täytäntöön pannut direktiiviä, joka äh, määrättää, miten rahanpesua vastaan taistellaan. Olen tyytyväinen siitä, että oma kotimaani Tsekin tasavalta ei ole tällä listalla. On syytä korostaa sitä, että todellakin lainsäädäntö täytyy panna toimeen niin, että erilaiset pankkijärjestelmät voisivat kerätä kaikki tarpeelliset tiedot. Ikävä kyllä, tilanne on kuitenkin sellainen, että rahanpesu ei tunne minkäänlaisia valtionrajoja ja sen takia yhteistyö EUn tasolla onkin niin tärkeää. Kiitos edustaja Soitorvaa. Seuraavaksi edustaja Obri. Merci beaucoup, euh, monsieur le... Kiitoksia paljon puhemies. Päätöslauselma on erittäin merkittävä kyseisten Euroopan maiden kannalta silloin, kun on kyse epäilyttävistä rahavirroista. Veropetokset ja rikollinen ja terroristinen toiminta ja epäilyttävä pankkitoiminta ovat merkittäviä ongelmia. Tässä voidaan muistaa pankkiskandaalit ja muut Yli 200 miljardia euroa on rahaa pesty. Tämä osoittaa, kuinka heikko toimintakyky EU on näissä asioissa. Bulgarian ja Euroopan viranomaiset ovat osoittaneet voimattomuuteensa. Mitään sanktioita ei ole langetettu. Toivon mukaan, että nyt voidaan ottaa merkittävät askeleet kohti parempaa suuntaan, että voidaan paremmin taistella rahanpesua vastaan Euroopan tasoa. Tietystikin täytyisi mennä vielä paljon pidemmälle. Täytyy toimia tehokkaasti ilman, että luodaan mitään tyhjentävää listaa veroparatiiseista. Näitä paratiiseja on Euroopan unionin sisälläkin. Nyt pitäisi kaikilla poliittisilla keinoilla puuttua näiden toimintaan, mutta toistaiseksi tässä on epäonnistuttu. Herrn Kollegen Morell sehe ich nicht, ebenso wenig Herrn Kollegen Edustaja Morellia en näe, ei myöskään Polchakia, joten viimeisen äänestysselitykseni esittää kollegamme herra Jambatski. уважаеми колеги гласувах въздържал се тъй като разбирам и подкрепям. kollegat puhemies minä äänestin tyhjää. luonnollisesti puolustan rahanpesun vastaisia toimia mutta jotkut seikat oikeastaan kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Puhutaan virastosta, joka taistelisi rahanpesua vastaan, mutta Olisivatko tällaiset ratkaisut oikea ratkaisu? Ehdottomasti ei. Meidän tulisi luonnollisesti noudattaa lainsäädännön määräyksiä. Niitä ei voida kuitenkaan käyttää poliittisiin tarkoitusperiin tiettyjen maiden vastaisessa taistelussa Puolaa ja Unkaria vastaan tässä tapauksessa. Kiitokset kollega Zampatski. Näin olemme kuulleet myös äh, rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon äh, tilanteeseen liittyvät äh, äänestysselitykset. Näin toivotan teille kaikille oikein hyvää ruokahalua. Keskeytän istunnon kello 15. Pani predsedajúci. Uh, Hyvää iltapäivää, kollegat. Istunto jatkuu. Eilisen pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä. Onko niihin kommentoitavaa? Pöytäkirja on näin hyväksytty. Minulla on yksi ilmoitusasia. ST-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle päätöksistä, jotka liittyvät valtuuskuntanimitysten muutoksiin. Marian Wind korvaa Chaba Molnaarin ASEAN valtuuskunnassa. Chaba Molnar korvaa Marian Windin Korean peninsulan asioita käsittelevässä valtuuskunnassa. Nämä päätökset astuvat voimaan tämän ilmoituksen päivämääränä. Seuraava kohta esityslistalla on komission julkilausuma, jonka aiheena on vapaaehtoisten palomiesten uhattu asema Euroopan unionissa. Annan puheenvuoron ensin komission jäsenelle. Komission jäsen Taisen, olkaa hyvä madam president Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Lausunnon otsikko heijastelee sitä huolta, joka valitsee lukuisissa jäsenvaltioissa, etenkin Ranskassa, sen osalta, kuinka yhteisön tuomioistuimen päätös viime vuodelta Matsakin tapauksessa on vapaaehtoisiin palomiehiin. Toivon mukaan pystyn ainakin jossakin määrin liennyttämään näitä huolia. Tietysti komissio ei voi puhua tuomioistuimen puolesta, mutta voin vakuuttaa teille, että seuraamme läheisesti vapaaehtoispalveluiden toimintaa ja asemaa mukaan luettuna palomiehet. Palomiehet ovat erittäin tärkeässä asemassa, kun on kyse hätä- ja pelastuspalveluista kaikkialla Euroopassa. Kaikkialla Euroopassa palokunnat koostuvat sekä ammattipalomiehistä, että vapaaehtoisvoimista. Palokunnan koostumus vaihtelee hyvin paljon jäsenvaltioiden kesken. 80 prosenttia Ranskan palomiehistä esimerkiksi on vapaaehtoisia. Luku on vielä korkeampi Saksassa ja Itävallassa. Ja joissakin maissa taas, kuten Kreikassa tai Bulgariassa, palomiehet ovat miltei aina ammattipalomiehiä. Matsakin tapauksissa annettu tuomio ei pakota jäsenvaltioita siihen, että olisi tietty osuus ammattipalomiehiä, tietty osuus vapaaehtoisia palomiehiä. Eikä se millään tavalla velvoita jäsenvaltioita myöskään hankkiutumaan eron vapaaehtoispalomiehistä kokonaan. Tai että vapaaehtoisia palomiehiä pitäisi jollakin tapaa kohdella samalla tavalla kuin ammattipalomiehiä. Matsakin tuomion liittyi lähinnä työaikaan, erityisestikin lepoaikoihin ja myöskin päivystysaikoihin. Ensinnäkin palomiehen täytyy asua pysyvästi lähellä paloasemaa. Lisäksi heidän täytyy voida reagoida hälytyksiin ja olla paloasemalla kahdeksan minuutin sisällä. Tuomioistuin katsoi, että kun otetaan huomioon tällaiset rajoitteet, Matsakin Päivystysaika pitäisi laskea työajaksi työaikadirektiivin mukaisesti, eikä tätä pitäisi nähdä vapaa-aikaan, vapaa-aikana tätä päivystysaikaa. Matsakin tapauksen tiimoilta käyty keskustelu on keskittynyt lähinnä työntekijän käsitteeseen. tuomissa ei ole mitään uutta sikäli. Pitkä tai suuri joukko oikeustapauksia äh, viittaa olosuhteisiin. Mikäli joku harjoittaa varsinaisesti jotain ammattia ja on toisen henkilön alaisuudessa ja saa palkkion tekemästään työstä, silloin hän on työntekijä lainsäädännön valossa. Matsakin tapauksessa tuomioistuin teki sellaisen johtopäätöksen, että hänen olosuhteensa huomioon ottaen nämä ehdot toteutuivat tai täyttyivät. Lukuiset osapuolet sitten tekivät sellaisen johtopäätöksen, että EU laki oli tehnyt mahdottomaksi sen, että on vapaaehtoispalomiehiä – Minun mielestäni tuo johtopäätös on kuitenkin paikkansa pitämätön. Mitään yhden koon ratkaisua ei ole tai yhtä ainoata selitystä tai tulkintaa silloin, kun on työkadirektiivistä ja vapapalokuntalaisista. Kutakin tapausta täytyy tarkastella sen osalta, onko kyse työntekijästä tuomioistuimen tulkinnan mukaisesti, mikäli työaikadirektiivi soveltuu silloin tähän henkilön silloin Täytyy kunnittaa työaikadirektiiviä. Tässä on kuitenkin hyvin paljon joustavuutta aloille, kuten hätä- ja pelastuspalvelut. Poikkeukset viikkoja päivätyölepoajoista ovat joustavia. Jäsenvaltiot mahdollistavat myöskin sen, että työntekijä voi jättäytyä 48 työ tunnin viikkotyöajan ulkopuolelle, pelisääntöjen ulkopuolelle. Ja sitten voidaan ottaa huomioon myöskin, myöskin luonnonkatastrofit ja muun tyyppiset suuren luokan tapahtumat. Silloin voidaan myöskin jättää soveltamatta säännöksiä. Joten lyhyesti sanottuna kutakin tapausta täytyy tarkastella omien meritteensä pohjalta sen varmistamiseksi, että vapaaehtoispalokuntalaisten asemaa ei soveta aseman koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaisella tavalla, että syntyy väärinkäytöksiä. Kaikki vapaaehtoispalokuntalaiset eivät automaattisesti ole työntekijöitä määritelmän mukaisesti. Lisäksi työaikadirektiivissä on riittävästi joustavuutta, että voidaan ottaa huomioon hätä- ja perustuspalveluiden erityisasema, mukaan ottaa palomisten asema, ilman että palomiesten terveys ja turvallisuus ovat uhattuina. Kiitos. Thank you, Madam Commissioner. Now I open... Kiitos komission jäsen. Nyt avaan keskustelun. Ensin kansanpuolueen puheenvuoron käyttää kolmen minuutin ajan edustaja Sander. Olkaa hyvä. La Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Metsä, pol, palo, tulva, onnettomuus, pelastustoimet, henkilöiden pelastaminen. Vapaaehtoiset palomiehet ovat monessa mukana. Heidän tehtävälistansa pitenee vuosi vuodelta. Tämän kesän tapahtumat muistuttivat meille, että heidän toimintansa on välttämätöntä jokapäiväisessä elämässämme. Ensinnäkin he varmistavat kansalaisten turvallisuuden, yritysten turvallisuuden ja toimivat myös maaseudulla. Vapaaehtoiset palomiehet ovat luomassa myös sosiaalisia yhteyksiä, erityisesti maaseudulla. He ovat äh, altruistisia ja tämä on tärkeää solidaarisen Euroopan kannalta. Kolme ja puoli miljoonaa palomiestä on Euroopassa, heistä monet ovat vapaaehtoisia. Ranskassa 80 prosenttia heistä on vapaaehtoisia ja he hoitavat kaksi kolmasosaa työtehtävistä. Arvoisat kollegat, haluaisin nyt soittaa hälytyskelloa, koska työtapa on nyt vaarassa. Uni- unionin tuomioistuimen päätös vuodelta 2018 määritteli työajaksi eh, belgialaisen vapapalokuntalaisen eh, päivystysajan kotona. Tämä vapapalokuntalainen tulkittiin ollen työssä näinä päivystysaikona ja hän ansaitsee tästä siis korvauksen. Totta kai täsmennyksiä tarvitaan, mutta pelkäämme nyt, että tämä päätös johtaa siihen, että vapaa-palokuntalaisetkin tulkitaan tähän, tämän direktiivin alaan kuuluviksi. Kun määritellään työaikoja ja lepoaikoja ja myös lomia, kaikki tämä tekisi mahdottomaksi vapaaehtoisten palokuntalaisten eh, tehtävät. He olisivat siis palkattuja työntekijöitä. Tässä on vaarana se, että vapaaehtoisuus ja toisaalta työtaakka sekoitetaan keskenään. Jos näin tehdään, niin koko vapaaehtoisen pelastustyön tulevaisuus vaarannetaan. Tämän tilanteen seuraukset olisivat dramaattisia sen takia, että tilanteessa vallitsee myös oikeudellinen epävarmuus. Totta kai Euroopan pitää edistää vapaaehtoisuutta ja taata kansalaisten turvallisuus mutta jos toimisimme edellä kuvatulla tavalla, niin tilanne olisi täysin päinvastainen. Minä olen kollegoiden kanssa tarttunut tähän aiheeseen. Myös kansanpuolueessa muut kollegat ovat pohtineet tätä kysymystä ja me vaadimme, että tämän direktiivin soveltamisalaa tulisi nyt selkeyttää. Me pyydämme Euroopan komissiota ryhtymään aivan konkreettisiin toimiin niin, että voitaisiin palauttaa oikeusvarmuus, kun kyse on vapaaehtoisista palokuntalaisista. Kiitos. Kiitos. Nyt SD-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja kahdeksan minuutin ajan. Edustaja Borglees, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Vaikkakin tämä on viimeinen keskustelu tällä täysistuntoviikolla, tämä on siitä huolimatta kaikkein tärkein keskustelu. Ainakin sosiaalidemokraattien kannalta katsottuna. Kyse on solidaarisuudesta, ja solidaarisuus on perusarvomme, Euroopan unionin perusarvo niin ikään. Artiklan 2 mukaan näin on. Perussopimuksen artiklan 2 mukaisesti kyse on toisten ihmisten auttamisesta – Nämä kaksi arvoa ovat todellakin eurooppalaisen elämänmallin peruskiviä. Vapaa palokuntalaiset ja perustuspalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Vapaa-palokuntalaisilla on hyvin pitkät perinteet Sloveniassa. Tämän vuoden alussa juhlittiin vapaa-palokuntalaisten 150-vuotispäivää. Suurimmassa osassa eu jäsenvaltioita tänä päivänä on vapaa-palokuntalaisia. 150 000 vapaapalokuntalaista yhteensä löytyy Euroopasta. Vapaapalokuntalaiset ovat joskus jopa 90 prosenttia koko palokunnasta. Joissakin palokunnissa on vapaaehtoisia palokuntalaisia ja myöskin ammattipalokuntalaisia. Ja tämä auttaa paremmin reagoimaan liikenneonnettomuuksiin, tulviin, tulipaloihin ja muihin katastrofeihin, varsinkin kaupungeissa, mutta myöskin maaseudulla. Euroopassa palokuntalaiset ovat erittäin luotettavia henkilöitä. He ovat luotettavimpien ammattilaisten joukossa. Kyse on hätä- ja pelastuspalveluista ja ihmisten henkilökohtaisesta suojelusta. Mm ja varmistat myöskin yleisen turvallisuuden. Tietystikin niin kansallisissa järjestelmissä on eroja sen osalta, kuinka palokuntalaiset tekevät työtään. Kyse on joka tapauksessa erittäin arvokkaasta, kunnioitettavasta työstä, varsinkin kun ihmiset tekevät tätä työtä vapaa-aikanaan ilman palkkiota. Kyse on merkittävästä työstä, koska eivät saa tästä työstä palkkaa. He ansaitsevat sitäkin suuremman kunnioituksemme ja arvostuksemme. Palojen yhteydessä tai tulipalojen osalta vastuu on jäsenvaltioilla, mutta kun me laadimme lainsäädäntöä, pystymme vaikuttamaan kuitenkin tilanteeseen. Me Euroopan parlamentin jäsenet joskus tahtoen tai tahtomattamme vaikutamme vapaapuolintalaisten asemaan, joskus myönteisen suuntaan, joskus kielteiseen suuntaan. Vuonna 2003 päätettiin suojata Euroopassa työntekijöiden asemaa. Siellä määriteltiin, tuossa lainsäädännössä määriteltiin minimistandardit ja työ- ja lepoajat. Tietystikin tämä on tärkeä työntekijöiden suojelun kannalta. Tämän direktiivin täytäntöönpano ja yhteisön toimistomien päätös, Matsak päätös vuotta 2018, jonka mukaan kotona vietetty päivystysaika vapaa-palokuntalaisten kohdalla, jotka ovat yksityisesti palkattuja, pitää laskea työajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä vapaa-palokuntalaiset voivat ylittää tai usein ylittävät yli tämän 48 tunnin työkarajoituksen. Heillä ei myöskään vaadittavia 11 tunnin lepoaikoja. Tämä vaarantaa koko hätä- ja pelastuspalvelujärjestelmän monissa jäsenvaltioissa, koska vapaaehtois, vapaaehtoisuus saattaa olla uhattuna. Olemassa oleva suoja ja työntekijän määritelmä täytyy ottaa tarkasteluun. Täytyy varmistaa, että eri säännökset eivät ole toisensa poissulkevia. Yksi säännös ei saa heikentää toisen täytäntöönpanoa pikemmin pitäisi pyrkiä parantamaan tilannetta. Tietystikin työajat ovat usein ennalta arvaamattomia tai työtehtävät ennalta arvaamattomia. Kaupungeissa esimerkiksi pelkillä ammattipalokunnalla ei pystytä reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Vapaaehtoisia tarvitaan. Ja myöskin ammattielämä ammattiel- muun ammattielämän yhteydessä täytyy ottaa huomioon henkilön osallistuminen palokunnan työhön. Sitä täytyy mahdollistaa. eu mekanismit, jotka liittyvät hätä- ja pelastuspalveluihin, esimerkiksi RESC EU-järjestelmä ja hätätapausten yhteydessä toteuttava koordinointi, ovat tärkeitä välineitä, joilla voidaan reagoida suurkatastrofeihin Näiden kautta voidaan osoittaa solidarisuutta ja vaihtaa parhaita käytänteitä. EUn tasolle pitäisi luoda järjestelmiä, jotka täydentävät kansallisia toimia ja jotka mahdollistavat sen, että resursseja koordinoidaan paremmin ja käytetään paremmin hyväksi. Tässäkin täytyy kuitenkin kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta ja pyrkiä välttämään siltä, että asioita liikaa keskitetään Euroopan tasolle. Liikasääntelyyn ei pidä myöskään mennä Täytyy myöskin kunnioittaa kansallisia perinteitä, eikä pidä puuttua sellaisiin järjestelmiin, jotka toimivat hyvin. Minä olen suhteellisen toiveikas sen suhteen, että kriisinhallinnasta vastaava komissaari ehdokas Lennart Cic tuntee tämän alan suhteellisen hyvin. Ja toivon mukaan hän antaa vapaaehtois vapaa-palokuntalaisille riittävän aseman EUn tasolla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tähän toivottavasti päästä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että vapaaehtoistyö ei ole sinänsä varsinaista työntekoa. Vuonna 2003 direktiivi ja tuomioistuimen päätös pitäisi ottaa huomioon. Pitäisikö nyt kenties muuttaa työntekijän määritelmää tai sulkea tämän direktiivin ulkopuolelle tietyt ammattiryhmät. Maksimityökä ei pidä pidentää, vaan kenties pitäisi vähentää työn aikaa 35 tuntiin viikossa. Kenties pitäisi olla erillinen direktiivi silloin, kun on kyse turvallisuusalan työtehtävistä. Silloin pitäisi terveys ja turvallisuus että hoitaa asianmukaisen kuntoon ja ottaa tässä erityisesti huomioon vapaaehtoispalokuntalaiset. Vapaa-palokuntalaiset tekevät valtavan palveluksen yhteiskunnalle. Yhteiskunta ja me Euroopan unionin parlamentin jäsenet olemme heille siitä velkaa. The next speaker on behalf Kiitos. Seuraavaksi Renew Europe-ryhmän puheenvuoro. Kolme minuuttia edustaja Myllä, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, parhaat kollegat olen periaatteessa samalla linjalla kollegojeni kanssa. Täytyy tarkastella tällaisen uuden direktiivin mahdollisuutta ja ylipäätään suunnitelmallisuus olisi tärkeää myös VPK-toiminnalle. Omassa kotimaassani Saksassa on tällä hetkellä 1,1 miljoonaa aktiivista palokuntalaista ja heistä 95 prosenttia kuuluu vapaapalokuntalaisiin 24 000 VPK ja noin 100 palokuntaa. Itse tulen Oberalgoin alueelta. lähinnä ammattipalokunta on Augsburgissa 150 kilometrin päässä. Tämä vapaaehtoisuus ei suinkaan rajoitu, vaan palokuntatoimintaan. Koko Saksassa on 1,8 miljoonaa vapaaehtoista auttajaa Eh, niin eh, palo- kuin pelastuspalveluissakin omassa kotiosavaltiossani Bayerissa eh, on noin 7500 000 vapaaehtoista toimia ja heistä 4500 000 vapaaehtoista. Ja kyllä näin ollen meidän palokuntiemme ja pelastuspalvelujemme selkäranka on juuri vapaaehtoistoiminnassa ja VPK toiminta on myös sosiaalisen elämän eh, keskus eh, maaseutualueilla. Kaikki eri sosiaaliluokat, kaikki eri ikäryhmät eh, tekevät yhteistyötä, puhaltavat yhteen hiileen, viettävät aikaa yhdessä. Tätä toimintaa meidän täytyy suojella. Vapaaehtoistoiminnan tulee antaa tyydytystä eikä turhauttaa. Ja luonnollisesti joudumme toteamaan, että vapaa vapaaehtoistyö ei tietenkään saa häiritä palkkatyötä. Ja tämä kyllä saattaa vaarantaa monia pelastuspalvelujamme. Saksassa jo vuosien ajan olemme lähteneet liikkeelle siitä, että VPK-toiminta ei tule tämän soveltamisalan alaisuuteen. Ja nyt meillä on tämä tuomioistuimen päätös, joka kyllä huolestuttaa meitä kovasti. Ja vapaa palo kunta ei tässä siis saa määritellä normaaliksi työksi. Me tarvitsemme oikeudellista varmuutta ja selkeyttä vapaaehtoisille palomiehillemme, vapaapalokuntalaisille ja tällä hetkellä emme pääse puusta pitkään ja kaikilla vapaaehtoisilla on nyt jonkinnäköiset hämärät tulevaisuuden näkyvät siitä, että ehkäpä Euroopan tasolla löytyy ratkaisu. Me olemme nähneet, että nämä vapaaehtoiset pelastuspalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä koko yhteiskunnillemme. Siksi meidän täytyy löytää konkreettisia ratkaisuja niin, että vapaaehtoistoiminta Euroopan laajuisesti pysyy mahdollisena ilman muttia. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on ID-ryhmän edustaja. Kolme minuuttia edustaja Rail. Frau Präsidentin, Puhemies, komission jäsen, arvoisat läsnäolijat, 14 parlamentin jäsentä. Tervehdin teitä ja erityisesti tervehdin vapaapalokuntalaisia, jotka olette tulleet tänne Strasburgin pitkän matkan päähän taistelemaan ammattikuntanne puolesta. Me puhumme nyt VPK-toiminnan tulevaisuudesta Euroopassa ja samalla siis koko Euroopan turvallisuudesta. Minä olen uusi jäsen tässä salissa ja Äh, minä ajattelin, että täällä usein puhutaan asioista, jotka eivät ole hyödyksi äh, kansalaisille, mutta että tämä on näin paha tämä tilanne, niin ei minulla ollut tästä aavistustakaan. Mitä nämä vapaa ajattelevat, kun 14 jäsentä on paikalla, kun puhutaan tästä äärimmäisen tärkeästä asiasta. Eivätkö ole ansainneet mielestänne enempää, enempää huomiota? Mistä täällä Saksassa puhutaan? 1,1 miljoonaa ihmistä Saksassa toimii palomiehinä kaiken kaikkiaan. 95 prosenttia heistä, 95 prosenttia vapaaehtoisina. Ja kun heitä tarvitaan, he tekevät äärimmäisen tärkeää työtä. Kyse on turvallisuudesta, mutta myös yhteiskunnallisesta elämästä. VPK-toiminta on maaseutualueella koko sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toiminnan ydin ja tämä toiminta tarvitsee tukeamme ja ansaitsee sen. Me puhumme aina vapaaehtoisten tukemisesta, mutta toimimme ihan päinvastoin. Ja kun asiasta nyt sitten puhutaan, työajan laskeminen vapaaehtoistyössä, niin mistä tämä alkaa ja mihin se tulee päättymään? No entäpä sitten vaikkapa karnevaaleissa? Lasketaanko tämäkin sitten kun VPK marssii mukana karnevaalissa, onko sekin työaika, lasketaanko sekin työajaksi. Siis tämä, tämä, nämä ovat kyllä sellaisia aiheita, joista on puhuttava. Ja minun mielestäni, minä, minä raivostun, kun puhutaan tällaista, tällaista sontaa täällä, tällaista roskaa. Me itse aiheutamme ongelmia, emmekä puhu oikeista asioista, ja tämä on tämä EUn suurin ongelma. Näpit irti vapaa-palokuntatoiminnasta, näpit irti vapaaehtoistyöstä kerta kaikkiaan. Thank you very much. The next speaker. Kiitos. Seuraava puhuja on ECR-ryhmän edustaja. Kahden minuutin ajan edustaja Brudzinski, olkaa hyvä. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Puolassa sanotaan sillä tavalla, että ihmisten apua tarvitaan silloin, kun tarve on suuri. Näin on sanottu jo keskeijolta saakka. Vapaa palokuntalaisuudella on pitkä historia, yli sata vuotta meidän maassamme. Tämänpäiväinen keskustelu osoittaa sen, että tässä taitaa mennä lapsi pesuveden mukana viemäriin. Vuosisatojen ajan vapaapalokuntalaiset ovat käyttäneet aikaansa pelastaakseen muiden ihmisten hengen. Puolassa on yli 16 000 vapaaehtoista palokuntalaista. Yli 4300 yksikköä tukee ammattilaisia tässä työssä. 225 000 ihmistä, äh, palomiehiä, pelastuspalvelujen työntekijöitä, kaiken kaikkiaan me puhumme noin 700 000 ihmisestä. 82 äh, 000 heistä on nuoria ja lapsia. Niin kuin olemme jo tänään kuulleet, vapaaehtoiset palokuntalaiset usein toimivat maaseutualueella ja tätä kautta syntyy myös ihmisten välisiä yhteyksiä paikallisella tasolla. Ministerinä Puolan hallituksessa oli vastuussa äh, palokunta-asioista. Näitä, näitä yksiköitä on hiljan modernisoitu ja meillä on nyt äh, lainsäädäntöä, jolla pyritään tukemaan vapaaehtoisia palokuntalaisia. Toivon kaikkea hyvää vapaaehtoisille palokuntalaisille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi GUE NGL ryhmän puheenvuoro kolme ja puoli minuuttia. Edustaja Peltier, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente Kiitos puhemies. Tänään olen iloinen, koska täysistunnossa yritetään tehdä näkymättömästä näkyvää. Me olemme tottuneet niin palomiehet, emme heitä edes näe. Jokainen meistä joskus varmaan on joutunut pysäytyksi tai huomannut, että tien vieressä on ollut savua. Ja tämä osoittaa, että antaamuksellisella työllä kaikki on mahdollista. Mistä me puhemme? niistä naisista ja miehistä, jotka reagoivat ihmisten hätään kylissä, kaupungeissa, satoi tai paistoi. He ovat milloin tahansa valmiita, joka hetkellä valmiita tulemaan auttamaan, kun kansalaiset tarvitsevat apua. He ovat aina valppaina. He mahdollisesti pelastavat elämänne. Nämä miehet ja naiset ovat palomiehiä. Hyvät kollegat, mikä te käytäntö julkisia liikennevälineitä tullessanne parlamenttiin, ette ole voineet olla huomaatta aina, että joskus on hädässä. Meidän palomiehemme ovat aina valmiita auttamaan. Siksi kiitän siitä, että tänään puhumme tästä asiasta. Meidän täytyy osoittaa kunnioitus näitä ihmisiä kohtaan. Ranskassa on menetään lakko. Toivon, että tuette sitä. Ranskassa, niin kuin suurimmassa osassa jäsenvaltioita, suuri enemmistö 80 prosenttia näistä hätä- ja pelastuspalveluista tehdään vapaaehtoisvoimin ilman palkkiota. Mutta milloin annamme heille tunnustusta, jonka he ansaitsevat? He eivät saattaa minkäänlaista eläketurvaa esimerkiksi tekemistään työstä, eikä, niistä, eikä mitään palkkioita riskeistä, joita he tuottavat, ei minkäänlaista suojaa. Emme voi hyväksyä sitä, että tämä miehet ja naiset tekevät tätä ankaraa työtä ilman heidän ilman, että heitä riittävästi suojataan. Erik Litwin on toiminut Pyreneillä palomiehenä. Hän on, oli nuori vapaistyöntekijä, 21-vuotias. Hän sai palovammoja, kun hän yritti pelastaa kollegansa kuolemanjohtaneesta palosta 9000 euroa oli hänen lääkekulunsa tästä palovammoista, mutta hän saanut korvasta. Katsottiin, että ne, eivät, työ, ne eivät ole työperäisiä vammoja. Te voitte itse istua täällä nyt itse omalla, omalla mukavalla tuolilla, mutta pistäkääpä itse hänen asemaansa. Mikäli heidän mikäli ensin saa palovamman, niin sitten joutuu vielä omasta taskustaan maksamaan kaiken. Vapaaehtoisuus. Hän oli vapaaehtoistyöntekijä. Yhteisön tuomioistuimen päätös joka katsoo, että direktiivin mukaisesti vapaakuntalaiset tai tämä, tämä vapaakuntalainen työntekijä määritelmän mukaisesti. Mitä tämä sitten merkitsee? Nyt pitäisi syöllisesti pohtia vapaaehtoispalokuntalaisten asemaa ja direktiivin tehdä mahdollisesti poikkeuksia. Mikäli kuvittelette, että nyt on voiton tavoittelusta niin te erehdytytte. Kyse on yhteisestä hyvästä ja palvelusta yhteisen hyvän nimissä. Nyt kerta kaikki meidän täytyy suojella näitä, antaa riittävän suojelun ihmisiä, jotka pelastavat ihmisiä, mutta ovat itse nyt uhattuina. Now the next speaker for... Kiitos. Seuraavaksi kolme minuuttia. Edustaja Brune, olkaa hyvä. Merci, euh, madame la... Kiitos, puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Ensin Haluan kiittää komissiota tästä tiedonannosta. Sitähän odotettiin kovasti, ainakin minä sitä odotin. Aihe on tärkeä, ottaen huomioon tämän hetken haasteet, kun ajatellaan pelastuspalveluita. Tämän päivän puheenvuorossa, tämähän on ensimmäinen puheenvuoroni, olen uusi jäsen. Sallinette, että korostan kolmea seikkaa. Ensinnäkin Haluaisin muistuttaa, että noin 3,5 miljoonaa vapaa palokuntalaista on Euroopan unionissa ja haluan kiittää heitä äh, palveluista meille kaikille. Äh, ilmasto, äh, ongelmia, luonnonkatastrofeja on entistä enemmän. Heitä tarvitaan. Sitten on tämä Matsak-tapauspäätös. Siinä kyse on tiettyistä palomieskategorioista, jotka ovat varalla, päivystävät kotonaan ja tämä on tulkittu nyt työajaksi. Tilanne on kuitenkin erityislaatuinen. Me emme puhu kaikista palomiehestä. Tämä ensimmäinen selkeytys on todella tervetullut. Kiitos tästä komission jäsen. Sitten toinen seikka. Kuuntelin teitä tarkasti, arvoisa komission jäsen. Komission mukaan pitää ottaa huomioon kansallisten mallien erityispiirteet Kuulin myös, kun muistutitte aivan oikeutetusti siitä, miten tärkeää on toisiaisuusperiaate näissä asioissa. Olen tähän tyytyväinen. Tämän lähestymistavan pitäisi mahdollistaa se, että voidaan järjestää oikealla tavalla pelastuspalvelut ja säilyttää myös mahdollisuus hätätilanteissa turvautua näiden naisten ja miesten palveluksiin kaikkialla unionissa. Totta kai näin täytyykin olla. Ja sitten kolmanneksi tämän päivän keskustelu nostaa esille tarpeen tukea siviilipalvelutoimia asianmukaisin keinoin unionissa. Meidän tulisi saada aikaiseksi parempaa koordinointia kaikkien pelastuspalvelujen kesken. Täytyy ottaa yhteiskäyttöön kriisitilanteissa kaikki keinot ja myös asiantuntijuutta on jaettava. Haluaisin todeta, että olen helpottunut tästä täysistuntokeskustelusta tänään. Kansalliset mallit täytyy luonnollisesti säilyttää Joskus järjestelmä perustuu vapaaehtoisuudelle, altruismille, ja se takaa sen, että alueellisesti pelastuspalvelut toimivat ihmisiä lähellä. Tarvitsemme uutta dynamiikkaa EU-hun niillä tasoilla, joilla se on todella tehokasta haluan, että suojelemme aina vain paremmin kansalaisia ja voimme myös tukea yhteiskunnallista osallistumista entistä paremmin niin, että konkreettisesti voidaan nähdä, mitä solidaarisuus tarkoittaa ja mitä yksilön sitoutuminen yhteisön eteen tarkoittaa. Seuraavaksi edustaja Husi, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos paljon puhemies. Arvot, harvat kollegat, rohkeus ja antaumus, sitoutuneisuus ovat sanoja, jotka tulivat meidän vapaaehtoispalokuntalaisista. Kyse miehistä ja naisista, jotka tekevät vapaata ehtoistyötä, mutta myöskin ammattipalomiehistä, jotka ovat valmiita uhraamaan oma henkeensä pelastaakseen muita. Joka päivä pk-yritysten työntekijät tavalliset ihmiset, jotka tekevät muuta työtä, ovat valmiita pelastamaan meidät hätätapauksissa. He ovat saavat huonon korvauksen joka päivä. Palomiehet joutuvat alttiiksi vaaroille tehdessään työtään. He usein ovat yksin, etkä saa riittävää huomiota. Heidän tilanteen pitäisi parantaa. Marine Le Pen puhui tästä aiheesta aiemmin. Yhteisön tuomioistuimen päätös tekee mahdottomaksi sen, että voidaan yhdistää ammattitoiminta ja vapaa palokuntalaisuus. Täällä on budjettiseuraamuksia ja mikäli palokunnat pitäisi täysin tehdä ammattilaispalokunneksi, tämä ei ole helposti otettava kriisin yhteydessä tänä päivänä. Tästä tulee silloin ongelmia koko yhteiskunnalle ja katastrofien katastrofien varautumiselle. 80 prosenttia joskus palokuntalaisista esimerkiksi Ranskassa on vapaaehtoisia. Mikäli palokunnasta tehtäisiin ammattipalokuntia, tämä ei ole tavoitteiden, tämä ei ole tavoitteiden mukaista. Mitä oikeudelliseen puoleen, puoleen tulee, sen lisäksi on myöskin poliittinen ja muu puoli tässä mukana. Me, olemme, me perustamme työmme arvoihin vapaa vapaaehtoisesti haluavat suojella kansalaisia. Nyt kun kriisi, turvallisuuskriisikin on pahentunut, nyt pitäisi todellakin pikemminkin edistää kansallisten vapaaehtoisuutta, kannustaa siihen. Marine Penin tavoin vetoamme Taikka haluaisimme kiittää Ranskan vapaa-palokuntalaisten liitto heidän tekemästään työstä. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Salevskalta? Mr. Edustaja Rouge, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Talevskalta? Okei, okay, uh, madam. Olkaa hyvä, edustaja Salevska. Pani przewodnicząca, pani komisarz, e, szanowni koledzy. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen puheenvuorostaan. Hän osoitti kunnioitusta vapaa-palokuntalaisia kohtaan ja viittasi siihen, kuinka monella eri tapaa palokuntalaisten työ jäsentyy eri jäsenvaltioissa. Liikasääntely tällä alalla saattaisi aiheuttaa vain vahinkoa vapaaehtoispalveluille. Meillä on puolessakin vapaapalokuntalaisia ja pelkäämme pahoin, että tuomioistuimen päätös aiheuttaa sielläkin hallaa. Minulla on ollut kunnia edustaa Puolaa, tai edustan Puolaa, ja totean viimeisten kolmen vuoden ajan olemme käyttäneet yhä enemmän ja enemmän rahaa palveluiden varmistamiseen. Ja kustannukset täytyy maksaa päivittäin 30 prosentilla. Ikävä, että keskeytin teidät, mutta sinisen kortin kysymys kestää maksimissaan puoli minuuttia. Haluatteko kommentoida? Tässähän ei oikeastaan kysymystä kuultu, mutta tämä puheenvuoro osoitettiin kuitenkin teille, edustaja Rose. <laughs> Okay, don't worry, don't worry. So... No, eipä huolta. Me jatkamme seuraavalla puheenvuorolla. Puolitoista minuuttia. Edustaja Chambatski, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvossa puhemies, parhaat kollegat, komission jäsen. Jo usean vuoden ajan olemme kohdanneet monia turvallisuusuhkia, jotka ovat kohdistuneet kansalaisiimme ja nyt ihan viime aikoina muun muassa järkyttävät palot, jotka ovat uhanneet ihmishenkiä tuhotessaan omaisuutta. Vapaaehtoiset palokuntalaiset usein auttavat ammattimaisia mm, palomiehiä. Itsekin olen ollut auttamassa metsäpalojen sammutustöissä. Tämä on hyvin vastuullinen ja vaikea tehtävä eikä meidän tule sallia, että liiallinen sääntely ähm, rajaa vapaa-palokuntalaisten työtä. Nyt unionin tuomioistuin on päättänyt, että heidän ähm, kohdallaan, vapaa-palokuntalaisten kohdalla myös ähm, varalla olo aika lasketaan työajaksi ja tämä voi olla hyvin suuri ongelma. Työaikadirektiivihän on laadittu eri kontekstissa, eikä sitä saisi käyttää tai tulkita tavalla, joka vie pohjan vapaaehtoiselta pelastustyöltä. Ja puhemieskomission jäsen minun mielestäni nyt tällaiset tuomioistuimen väärän suuntaiset päätökset eivät voi horjuttaa meidän tasapainoamme. Katson, että meidän täytyy puolustaa vapaaehtoista pelastustoimintaa edelleen. Botowski. Edustaja Slotowski, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Todella ei meitä ole kovinkaan suurta joukkoa tässä salissa, mutta edustamme kuitenkin eri poliittisia ryhmiä ja puolueita ja kaikki puhumme ihan yhdellä äänellä. On totta, että vapaaehtoinen palokuntatyö on aivan elinehto monissa jäsenvaltioissa. Ja vapaapalokunnat ovat täysin sitoutuneet tähän työhön. Samalla he tietenkin myös vaarantavat oman henkensä. Mutta tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten sosiaalista pääomaa rakennetaan. Puolassa ensimmäisten palokuntien historia on 1800-luvun alusta. Ja nyt haluaisin korostaa komission jäsen sitä tosiasiaa, että olen tässä kollegojen kanssa samaa mieltä, jotka sanovat, että me saamme vapaa palokuntalaisilta paljon, meidän täytyy myös antaa heille paljon. And now I will... Kiitos. Nyt Puheenvuoron saa komission sen Tyson. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, minä olen kuunnellut teidän äh, huolenaiheitanne hyvin huolellisesti, mitä tulee vapaaehtoisten äh, palomiesten työhön Euroopassa. He ovat äh, pelastuspalvelujen ja suojelutoimien ytimessä monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja heidän panoksensa näissä palveluissa on täysin, täysin kiistaton. Henkilökohtaisesti kunnioitan kovasti heidän sitoumustaan. Kyllä palokuntapalvelut edelleenkin kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, niillä on erilaiset erityispiirteensä ja tarpeensa, mutta on tärkeää suojella vapaaehtoistenkin palomiesten henkeä ja terveyttä ja huolehtia siitä, että vapaaehtoisten käytön avulla ei kierretä työaikasääntöjä ja turvallisuussääntöjä ja määräyksiä. Tähänhän viittasin jo alkupuheenvuorossani. Mielelläni äh, luon yhteyksiä eri jäsenvaltioiden välille, jotka, joihin mahdollisesti tämä Matchak-päätös vaikuttaa niin, että voimme yhdessä keskustella äh, ratkaisuista, joita on jo löydetty monissa jäsenvaltioissa. Pelastuspalveludirektiiviä ovat äh, ranskalaiset Äh, edustajatahot, kuten myös palomiesten liitto, ehdottaneet. En tiedä, onko tämä välttämättä oikea ratkaisu tai paras ratkaisu, mutta ymmärrätte, että eroavan komission jäsenenä en voi sitoutua seuraavan komission nimissä käynnistämään tällaisen ehdotuksen käsittelyä, mutta olen hyvin iloinen siitä, että saatoin antaa teille äh, tiedoksi ajattelemisen aihetta näistä eri kannoista tässä keskustelussa, jota luonnollisesti tulette jatkamaan seuraajani kanssa. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Thank you, Madam Commissioner. Kiitos komission jäsen. Keskustelu päättyy. Tämän istunnon pöytäkirjat toimitetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Jos kukaan niitä ei vastusta, toimitan hyväksytyt päätöslauselmat niille toimijoille ja elimille, jotka mainitaan päätöslauselmissa. Euroopan parlamentin istunto keskeytetään ja istunto päättyy. Kiitos.